Einen wunderschönen guten Erinomaista huomenta, hyvät kollegat. Avaamme tämän torstain istunnon Euroopan parlamentissa. Espanjan toimivaltaiset viranomaiset äh, ovat pyytäneet puhemieheltä äh, Carla Ponsaatin äh, parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä, jotta jotta hänet voidaan Espanjassa asettaa syytteeseen. Ja näin ollen Euroopan parlamentin oikeus asianvaliokunta, juuri valiokunta saa tehtäväkseen asian käsittelyn. Nyt siirrymme välittömästi esityslistan käsittelyyn. Suullinen kysymys komissiolle. Pellolta pöytään strategia, viljelijöiden ja maaseutualueiden keskeinen asema. Te tiedätte, että catch äh, the puheenvuoroja voitte pyytää niin sähköisesti kuin kättä nostamallakin. Ja nyt äh, esittelijä Linssaa puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, maatalous on intohimoa. Maatalous ei ole äh, vain ammatti, niin kuin mikä tahansa ammatti, jossa menee töihin, hoitaa hommansa ja ansaitsee rahaa huolehtiakseen perheestään. Ei. Maataloudella on tehtävä, maanviljelijöillä on missio. He haluavat, korkea, he haluavat tuottaa korkeatasoisia, laadukkaita, kestäviä tuotteita, ja näin on jo tänään. Viljelijät haluavat tarjota parhaita mahdollisia elintarvikkeita kuluttajille ja kehittää omaa maatilansa niin pitkälle, että että eh, sen voi eh, sitten huoletta siirtää seuraavalle sukupolvelle. Usein kuulemme tarinoita jopa vuosisataisista perinteistä, jossa sama perhe sukupolvi toisensa jälkeen vuosisatojen ajan viljelee samaa maata. Ehkäpä voin kertoa omasta tarinastani. Minä olen nyt 42-vuotias ja yli 30 vuotta olen jo tehnyt työtä ennen kaikkea siksi, että autoin vanhempiani tilallamme ihan lapsesta asti ruokin vasikoita. Ähm, todella tein työtä, lypsin lehmät ja, ja autoin, autoin, jotta tilallamme olisi tulevaisuus. Ähm, ja jotta voisimme tarjota ja tuottaa parhaita mahdollisia elintarvikkeita kuluttajille. Ei se aina helppoa ollut, kun kaverit lähtivät kesällä rannalle ja uimaan, niin minä ehkä korjasin traktoria. Mutta sanon teille myös, että tämä oli mahdollista, koska oli intohimoa, mutta myös tunnustusta. Työtä me arvostettiin ja minä huomasin, että että kylällä kunnioitettiin sitä, mitä me teimme ja mitä meidän pieni yrityksemme teki. Ja tuo tunnustus, arvostus on yhä vähäisempää meidän täytyy olla nyt tarkkana, kun ajatellaan tätä poliittista keskustelua maataloudesta. Me emme saa joutua tilanteeseen, jossa eh, viljelijöitä vaan syytellään eh, vaikkapa ympäristön saastuttamisesta tai vesistöjen saastuttamisesta. Ei, vaan heille sanotaan myös, että te teette hienoa työtä, mutta me voimme kaikki yhdessä tehdä asiat vieläkin paremmin ja me voimme tukea teitä tekemään asiat entistä paremmin. Ei saa käydä niin, että me käynnistämme todella todelliset kieltoorgiat tässä nyt lähikuukausina, tulevina kuukausina ja määräysorgiat. Ei, näin ei saa käydä. Meidän täytyy panostaa ilmastonsuojeluun ja meidän täytyy antaa äh, viljelijöille mahdollisuus parantaa maaperää, parantaa sitä ja käyttää vähemmän äh, kasvinsuojeluaineita, mutta oikein keinoin, oikein toimin, ei kieltojen kautta. Käykäämme keskustelua, kun ajatellaan, että meillä Euroopassa on jo hyvin pitkälle meneviä ympäristöstandardeja. Meidän on pohdittava, miten maapalloa saadaan suojeltua muuallakin kuin täällä Euroopan unionissa. Miten komission jäsen pääsemme tilanteeseen, jossa muu maailma seuraa meitä niin, että esimerkiksi kauppasopimuksia eh, kehitetään, paitsi tuotestandardit, myös tuotantotavat ja tuotantostandardit on otettava huomioon. Tämä kaikki on tärkeää. Lisäksi maatalouskeskustelun keskiöön täytyy tuoda kuluttajat. Kun puhutaan muutoksesta ja muutosprosessista, tarvitaan myös kulutusmuutosta. Omassa maassani 72 prosenttia kuluttajista sanoo olevansa valmis työskentelemään ja siis näin ollen maksamaan enemmän ympäristön suojelusta, eläinten suojelusta, laadukkaista elintarvikkeista. 72 prosenttia sanoo olevansa valmis, mutta sitten siellä kaupan kassalla vain 16 prosenttia valitsee ne kaikkein laadukkaimmat tuotteet. Eli kyllä tässä tarvitaan Euroopan tason toimia, mutta myös kuluttajat Euroopassa on saatava liikkeelle. Heidän on oltava valmiit maksamaan enemmän näistä laadukkaista tuotteistaan. Viime viikolla tapasin viidessä eri tilaisuudessa viljelijöitä ja voin kertoa teille arvon kollegat, että huoli on nyt suurta. Viljelijät pelkäävät, että heidät ahdistetaan nurkkaan. Meidän täytyy ottaa heidät mukaan tähän keskusteluun ja sanoa, että te ette ole osa ongelmaa, te olette osa ratkaisua. Siksi on hyvin tärkeää, että me käymme tämän keskustelun tänään parhaaseen aikaan täällä Euroopan parlamentissa, koska näin maatalous pääsee sinne, minne se kuuluukin, todella keskustelun keskiöön. Kiitos paljon. Herzlich. Kiitokset teille, paras kollega. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Wojciechowski. Olkaa hyvä. Pani Kiitos puhemies. Kiitos puheenjohtaja Lins ja maatalousvaliokunnan jäsenet siitä, että olet järjestäneet tämän hyvin tärkeän keskustelun. Viljelijät varmasti arvostavat ja ovat jo odottaneetkin tätä keskustelua. Meillähän on pellolta pöytään strategia, joka ei vielä ole voimassa. Maaliskuun loppupuolella saamme siitä lisää yksityiskohtia, mutta kyllä me siitä jo jotakin tiedämme koska vihreän kehityksen ohjelma on jo julkistettu. Me puhumme merkittävästä ohjelmasta kestävien elintarvikkeiden tuotannon alalla ja viljelijöillä on tässä aivan keskeinen rooli. Strategiset suunnitelmat heijastelevat kunnianhimoisia suunnitelmia. Esimerkiksi torjunta-aineiden käyttöä rajoitetaan ja myös antibiootteja tulee käyttää hallitusti. Ja luomuviljelyä puolestaan edistetään. Huomioimme ilman, maaperän, laadun ja oikeastaan voimme sanoa, että eurooppalaisten viljelijöiden ja tuottajien on edistettävä kestävyyttä ja ihmisten terveyttä omilla toimillaan ja myös estettävä ilmastonmuutosta. Tämä tietenkin maksaa ja viljelijöitä ei voida jättää yksin tässä tehtävässä. Unionin ja kaikkien meidän on heitä autettava. Kymmenen miljoonaa puolalaista viljelijää tarjoaa meille elintarviketurvallisuutta EU:ssa ja Euroopassa ja he ansaitsevat tästä kiitokset. Joka päivä he tekevät työtään omilla tiloillaan, käsittelevät työssään eläimiä, maaperää. Tämän tapaisia ammattilaisiahan meillä on entistä vähemmän. Esimerkiksi sukupolven muutokset aiheuttavat, vaihdokset aiheuttavat entistä enemmän ongelmia. Jatkuvuutta ei pystytä takamaan. Sitten myös energia-alalla on toimittava niin, että voimme varmistaa elintarviketurvan. Viljelijöistä on siis huolehdittava niin, että he voivat tehdä työtään kunnollisissa työskentelyolosuhteissa. Tämä pätee maatalouspolitiikkaan, mutta myös muille aloille. Haluaisin kiittää teitä niistä keskeisistä kysymyksistä, jotta, jotka olette halunneet tässä keskustelussa esittää komissiolle. Eli miten aiomme varmistaa sen, että ihmiset maaseudulla, mukaan luettuna viljelijät, ovat jatkossakin keskeisessä roolissa ja mitkä ovat meidän tulevat haasteemme ja tavoitteemme? Miten voimme taata asianmukaisen tulotason ja työskentelyolosuhteet viljelijöille? koska poliittiset strategiat muuttuvat. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita myös viljelijät itse itselleen esittävät. Olen Kroatiassa ja Saksassa ja Itävallassa heitä vasta tavannut, myös Puolassa tietysti. Ja pian tapaan myös ranskalaisia viljelijöitä ja muissakin maissa vastaavia tapaamisia järjestetään. Tapaan myös järjestöjen edustajia ja he kyllä ymmärtävät sen, että kestävä elintarviketuotanto on aivan välttämätöntä. Jos kestävyyttä ei esimerkiksi tällä hetkellä vielä korosteta ja elintarviketuotanto keskittyy liiallisesti, niin eihän tätä tietenkään haluta, vaan kyse on taloudellisista olosuhteista, jotka ovat pakottaneet kehitystä tähän suuntaan. viljelijät ovat joutuneet toimimaan tässä teho maatalouden ympäristössä. Nyt meidän on autettava viljelijöitä, jotta saamme tästä taas elinkelpoisen alan. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja pellolta pöytään strategia eivät tavoitteina tietenkään toteudu millään pakolla. Olen Lintsin kanssa samaa mieltä. Ne toteutuvat vain niin, että tarjoamme kohtuullista apua ja saamme tähän myös budjetin tuen, jossa otetaan huomioon vastaan tulevat haasteet. Tarvitsemme oikeudenmukaisesti jaetun budjetin. Olen tyytyväinen siitä, että on tietoisuutta tällaisen parlamentin tarpeesta sekä komissiossa, parlamentissa että myös ennen kaikkea jäsenvaltioissa. Saksasta Ranskasta ja Espanjasta ministerit ovat antaneet lausuntoja ja olen tyytyväinen, kun kuulin, että he totesivat, että me tarvitsemme lisää budjettivaroja yhteiselle maatalouspolitiikalle maatalousneuvostossa tammikuun lopulla suurin osa ministereistä ilmaisi myös samankaltaisen näkemyksen. Ja minä olen myös tätä korostanut. Me tarvitsemme riittävän budjetin yhteiselle maatalouspolitiikalle. Meillä on totta kai kunnianhimoiset tavoitteet vihreän kehityksen ohjelmassa ja pellolta pöytään strategiassa ja näiden tueksi tarvitaan myös riittävää budjettia. Me tarvitsemme myös ympäristösuunnitelmiin ensimmäisessä pilarissa riittävästi rahoitusta, erityisesti niille aloille, joissa tuet ovat matalia. Eläinten hyvinvoinnin eteen on tehtävä työtä, ympäristöohjelmia on tuettava toisessa pilarissa. Tämäkin on tärkeää toiselle maaryhmälle. Haluamme myös varmistaa sen, että viljelijät tietävät, mitä heiltä odotetaan kestävien menetelmien osalta. Esimerkiksi niin, että maata työstetään vähemmän intensiivisesti ja tehostetaan hyvinvointitoimia. Viljelijät tarvitsevat tähän rahaa ja minun tehtäväni on puhua näistä aiheista, koska me tulemme tekemään hyvin tärkeitä päätöksiä monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Tähän tietysti liittyy myös se, että viljelijöitä kohdellaan säällisesti. He eivät ole mikään ongelma, vaan kyse on kumppaneistamme, jotka ovat toteuttamassa tärkeää hanketta ja pyrkimässä tärkeisiin tavoitteisiin. Heidän tukeaan näille oleellisille muutoksille tarvitaan Eurooppalaisen viljelyksen on oltava kestävää, ilmastoystävällistä ja myös kuluttajaystävällistä. Mutta jotta tämä kaikki onnistuisi, niin maatalouspolitiikan on oltava myös viljelijäystävällistä ja oikeudenmukaista. Kiitos. Vielen, vielen Dank, Herr Kiitokset teille komission jäsen. Euroopan kansanpuolue ja edustaja Dorfman avaa ensimmäisen puhujakierroksen. Olkaa hyvä. Arvon kollegat, arvon komissaari, hienoa, että tänään käymme tätä keskustelua. Meidän täytyy myöskin taistella tämän tavoitteen puolesta. Jotkut tuntuvat uskovan, että pelulta pöytään strategia on jälleen kerran asia, joka hoidetaan ilman, että vielä otetaan huomioon tai toimitaan jopa heidän etujen vastaan. Hienoa, että täällä tänään, arvon komissaari varapuheenjohtaja Timmermans ei tänään ole paikalla. Tämä osoittaa, että komissiossa on tällaista ajattelutapaa vielä ilmoilla. Esitän pienen ennustuksen. Mikäli viljelijöitä ei oteta aktiivisesti mukaan tähän keskusteluun, silloin tämä strategia tulee toimimaan huonosti. Siitä ei tule mitään, näin uskon. Tällä hetkellä on niin, että viljelijöitä pidetään vastuussa Pilvetä vedetään tahona, joka on vastuussa kaikesta, ilmastonmuutoksesta, antibioottien käytöstä ja niin poispäin. Heitä syytään kaikesta, mutta tilanne on täysin päinvastainen. Suurin osa viljelijöistä pyrkivät edelleenkin jatkamaan toimintaansa. Heidän ylöitä, seuraajia työlleen ja, ja he toimivat paljon kestävämmällä tavalla kuin monet muut. He tuottavat elintarvikkeita, joita sitten kuluttajat syövät. Kuluttajat jatkuvasti vaativat parempaa ja parempaa, mutta viljelijöitä syytään kaikesta. Ihmiset haluavat ruokaa halvalla. Ja tässä muodossa tämä ei toimi. Paran, paljon parantamisen varaa. Minäkin vakuuton siitä, että strategia on mielekäs. Voidaan ajatella esimerkiksi kasvinsuojelua ja lannoittekysymyksiä ja myöskin antaa saada aikaan innovaatioita, parantaa toimintatapoja ja niin poispäin. Parlamentti haluaa myöskin tätä. Tarvitsemme myöskin kumppanuutta viljelijöiden kanssa. Viljelijät täytyy ottaa tähän kaikkeen mukaan. Minun ryhmäni on tällä kannalla. Me haluamme yhdessä viljelijöiden kanssa edistää tätä strategiaa, koska muuten se ei tule onnistumaan. Kiitokset kollega Dorfman ja seuraavaksi eh, kollega De Castro, SNT-ryhmä. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Ilma, ilman viljelijöiden osallistumista minkäänlainen ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on ihan mahdotonta. Sen takia tarvitsemmekin yhteistä lähestymistapaa tulevassa YMPssä sen tulee pysyä eurooppalaisena politiikkana. Arvoisa komission jäsen, emme voi menettää sitä mahdollisuutta sisällyttää tärkeitä osia pellolta pöytään strategiasta YMP, joka osoittaa meille tulevan YMPn suunnan tulevalla vuosikymmenellä. Viljelyala on valmis toimimaan ympäristön hyväksi, jotta pääsemme hiilidioksidipäästöjen neutraaliuteen kaikkien kansalaisten hyväksi. Mutta totta kai tässä tarvitaan YMPn riittävää rahoitusta ja tämän lisäksi sitä, että saamme myös innovatiivisia viljelytekniikoita käyttöön. On parannettava lajikkeita ja vähennettävä kemian alan tuotteiden käyttöä kasviterveydessä. Ei ole olemassa mitään kestävyyttä ympäristön kannalta, jos ei ole taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Tämä on valtava haaste, jonka voimme voittaa vain niin, että Euroopan unioni toimii tässä taas pääroolissa. Kiitos. Kiitokset kollega de Castro. Ja seuraavaksi Renew-ryhmä ja edustaja Cholos. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, eilen äh, keskustelimme täällä Euroopan tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä eli budjetista ja totesimme, että tämä, tämän talousarvion on vastattava tavoitteitamme ja painopistealueitamme. Olemme todenneet, että perinteiset politiikan alat eivät saa olla ristiriidassa uusien tavoitteiden, kuten vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen siirtymän kanssa. Perinteinen maatalouspolitiikkamme on yhtä ajankohtaista kuin mitä se aina on ollut. Toki meidän täytyy sopia modernisoinnista ja siitä, miten maatalouspolitiikkamme voi vastata tämän hetken haasteisiin ja vaatimuksiin. Vihreän kehityksen ohjelmalla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta onnistua Euroopan unionissa, jos maatalous ei ole tiivis osa sitä. Ja maatalous taas voi täyttää yhteiskunnan odotukset vain siinä tapauksessa, kanssa, että me pohdimme todella vakavasti viljelijöiden tulotasoa. Kuluttajat haluavat laadukkaita elintarvikkeita ja ähm, sitä, että luonnonvaroja käytetään optimaalisella tavalla. Tarvitaan todella sellaisia ratkaisuja, että viljelijät voivat elää omasta työstään. Näin tarvitaan myös investointisuunnitelma ja tämä pellolta pöydälle strategia voi onnistua vain siinä tapauksessa, että ei puhuta yksinomaan kemiallisista aineista, kuten torjunta-aineista, ja myöskään maataloutta ei tule käsitellä erillisenä kaikesta muusta. Tarvitaan myös uusi vihreän kehityksen ohjelma maataloudelle ja kuluttajille. Yhteiskunta odottaa hyvin paljon viljelijöiltämme parempia, laadukkaampia elintarvikkeita ja on huolehdittava siitä, että maatalouskäytännöt mm, toimivat vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti luonnonvaroja kunnioittaen ja myös digitaalisen siirtymän puitteissa. Näin strategia voi olla todella hyödyksi. Kiitokset kollega Cholos. Jatkamme ja kollega David ID-ryhmä. Olkaa hyvä. Vážená paní předsedající, vážený pane... Kiitoksia puhemies. Komissaari, me olemme laatimassa erittäin kallista tietokantaa, joka rekisteröi tietoja eurooppalaisista viljelijöistä ja muista toimitusketjun osatekijöistä. Tästä tulee kustannuksia pelkästään valtiolle, mutta yhtä lailla viljelijöille. Hinnat sitten heijastuvat myöskin ruoan hintaan ja sitten viljelijöistä tulee vähemmän kilpailukykyisiä. Olemme laatimassa valtavan suurta hanketta, joka tulee johtamaan tuontiin kolmansista maista – Euroopan tulee tuotteita, joista ei sitten peritä minkälaisia tulleja, eikä näiden tuotteiden kohdalla myöskään kun kunnioitetaan niitä tiukkoja sääntöjä, että Euroopassa täytyy kunnioittaa. Esimerkiksi naudan lihaa ei valvota siellä, mistä liha tulee. Ja hyvin enemmän tulee myöskin hedelmiä markkinoille kolmansista maista ilman, että joutuu kantamaan kustannuksia meidän tiukoista säännöistämme. Me emme voi kerta kaikkiaan tuoda jatkuvasti tuotteita kolmansista maista ilman, että voidaan varmistaa, että tuotteiden kohdalla noudatetaan samoja normeja kuin Euroopassa. Ei me kerta kaikkiaan hyväksy tällaista. Kiitokset kollega. Ja seuraavaksi kollega Wiener ja vihreä ryhmä. Olkaa hyvä. Oh, Kiitos puhemies, arvoissa komission jäsen Wojciechowski. Olen hyvin iloinen siitä, että tänään puhumme pellolta pöytään strategiasta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Meillä on ihan valtavia ongelmia ja hyvä, että olemme nyt kokoontuneet tänne. Meillä on todella historiallinen mahdollisuus tehdä YMPstä kestävämpää, ympäristöystävällisempää, ilmastoystävällisempää ja tukea ekosysteemejä myös eläimet, eläinten terveys ja maaperän hyvinvointi on nostettava keskiöön. Tätä vaativat meiltä niin nämä niin tutkijat kuin kuluttajatkin. Tämä lienee viimeinen tilaisuus todella uudistaa YMPtä. Totta kai viljelijät pelkäävät, mutta se, että vaan piiloudutaan syyttelyjen taakse sen sijaan, että etsittäisiin ratkaisuja, etsittäisiin innovaatioita. Ei saa piiloutua ja sanoa, että näin no, me aina olemme tehneet, hyvä näin. Kaikki tiedämme, että tämä ei pidä paikkaansa. Me olemme kuilun partaalla ja meidän on muututtava. Eh, paitsi viljelijät on otettava keskiön, he ovat selkäseinää vasten ja ikään kuin itse myös piiloutuvat. Nyt tarvitaan myös itse tietoisuutta jopa eh, viljelijöille. Eh, eivät he halua vain tukia, he haluavat mahdollisuuden tuottaa tuotteitaan reiluun hintaan itseään kunnioittain, että voivat elää ilman ilman tukiaisia. Siksi YMPtä on uudistettava. Ja nyt minulla olisi komission se Wojciechowski teille kysymys. Unionin tuomioistuin C409-13 kautta 74 päätöksessä todetaan, että äh, yhteispäätösmenettelyä voi muuttaa siihen mennessä, että, komis- että neuvosto on tehnyt lopullisen päätöksen. Tämä on hyvin tärkeää YMPn ulottuvuus niin, että vihreän kehityksen ohjelma tulisi todella mukaan YMPhen. Tämä on toteutettava. Kiitos. Kiitokset kollega Wiener ja seuraavaksi ECR-ryhmästä kollega Kusmiuk. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, ensin haluaisin kiittää teitä yksityiskohtaisesta maatalousanalyysistä Euroopassa. Meillähän on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja toisaalta pellolta pöytään strategia. Ne liittyvät molemmat maatalouteen ja johtavat siihen, että syntyy uusia vaatimuksia ja haasteita viljelijöitä kohtaan ja todennäköisesti myös tuotantorajoitteita, erityisesti teollisen tuotannon rajoitteita. Näin ollen onkin ajankohtaista kysyä, miten kaikki tämä rahoitetaan. Toukokuussa 2018 komissio ehdotti 17 prosentin 17 eh, prosenttia pienempää budjettia. Eh, kuitenkin nämä haasteet ovat sellaisia, että eihän tätä voida hyväksyä. Kansalliset strategiset suunnitelmat jäsenvaltioissa ovat sellaisia, että nekin huomioidaan Niitä valmistellaan jo tällä hetkellä ja varmasti muistatte, että monissa kaupungeissa viljelijät ovat myös osoittaneet mieltään väkivaltaisestikin, lähteneet traktoreineen kaduille – Näissä rahoitusoloissa me tarvitsemme entistä enemmän varaa näiden uusien strategioiden tueksi, vihreän kehityksen ohjelman ja pellolta pöytän strategian tueksi, ja tarvitaan rahaa myös niille, jotka eivät saa riittävästi tukea. Kiitokset, että keskustelu jatkuu. Kolka Haasekamp, GUE-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen. Eurooppalainen maatalouspolitiikka tukee suuria teollisia viljelijöitä, navettoja, navettojen omistajia ja myöskin muita suuria toimijoita. Nämä megatukiaiset karjan kasvatukselle ovat miljardien luokkaa. Ja saman aikaan pienet viljelijät ovat kuilun partailla. Miljoonia eläimiä on kamoitteissa olosuhteissa eri puolilla maailmaa ja biodiversiteetti on uhattuna. Tämä on sairausjärjestelmä. Viljelijöiden täytyy saada kunnollinen hinta. Hinta, joka tekee oikeutta eläimille, viljelijöille ja ympäristölle. Mercosur, CETA ja TTIP-sopimukset eivät tässä auta. Ulkomaalta ostetaan tuotteita, jotka eivät vastaa meidän normien kun eläinten suojelusta ja muista. Ja suoraan sanottuna eurooppalaiset maantulostukiset täytyy kerta kaikkiaan lopettaa. Herzlichen Dank. Und... Sydämelliset kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Jarusso sitoutumattomat. Olkaa hyvä. Presidente, Ateni... Puhemies, meillä on suuret odotukset pellolta pöytään strategiaa kohtaan. Se aiheuttaa kyllä myös hieman hämmennystä. Ensinnäkin lannoitteiden käyttö on sallittua vain, jos se on välttämätöntä. Mikä on sitten tarve? Tästä voidaan keskustella ja sitten elintarvikehävikkiä täytyy vähentää ja on noudatettava vihreän kehityksen ohjelman elintarvikevaatimuksia. Sitten viitataan kestävän kehityksen merkintöihin Tämä olisi sellainen merkintä, joka heijastelisi asianmukaisesti sitä, minkälainen vaikutus sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kullakin tuotteella on ja mikä on viljelijän osuus. Me toivomme sitä, että tuettaisiin myös luomutuotantoa, jotta viljelijä olisi tämän työn keskiössä ja voitaisiin luomutuotannolla myös taistella ilmastonmuutosta vastaan täytyisi antaa viljelijöille mahdollisuus tukea pellolta pöytään strategiaa. Tähän tarvitaan YMPden riittävä rahoitus ja sitä on toteutettava järkevällä tavalla ja korjattava myös menneisyyden virheitä. Kiitos. Kiitokset. Jatkamme ja seuraavaksi kollega McGuinness. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puhemies. Toivon, että Tämän aamun keskustelun äh, herätys äh, myös komissiolle. Viljelijät ovat äh, hyökkäyksen kohteena huolissaan vihaisia ja he eivät voi kyllä nyt hyvin. Ja kun ajatellaan pellolta pöytän strategiaa, niin eikö viljelijöiden tulisi olla sen keskiössä, eikä niin, että heitä väkisin raahataan johonkin suuntaan. Muistuttakaapa tästä myös kollegojanne siellä pöydän ympärillä. Kun ajatellaan reilua kauppaa, kilpailulainsäädäntöä ja sitä, että kauppapolitiikka voi vaikuttaa hyvin kielteisesti Euroopan mm, maatalouteen. Teidän kielen käyttönne täällä ja monien muidenkin voi olla aika tunteenomaistakin. Puhutaan siitä, että luomu on vaan niin ihanaa ja ratkaisu kaikkeen. Pyytäisin, että olette hiukan varovaisia kielen käytössä. Onpa tila pieni tai suuri tai, tai keskisuuri. Ei se kerro sen laadusta mitään. Kaikkien pitäisi saada käyttöönsä parhaat innovaatiot, paras teknologia, voidakseen tuottaa sellaisia tuotteita, joita me tarvitsemme. Ja viljelijät ovat tehneet hyvin paljon, äh, jo tekevät näin, äh, suojelevat luontoa ja meidän on autettava heitä eikä rajoitettava heidän toimiaan. Minun suurin pelkoni YMP-uudistuksessa äh, ja tässä strategiassa on se, että kavennamme entisestään viljelijöiden voimavaraa. Teillä on kyllä aikamoinen taakka hartioilla, niin minä toivon, että teillä on kantava ääni. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Ja me jatkamme keskustelua. Seuraavaksi eh, edustaja Karvelais, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon komissaari. Minä olen täysin samaa mieltä pelota pöytää strategiasta. Sen täytyy olla kunnianhimoinen, sen täytyy selkeästi voida vastata niihin haasteisiin, joita meillä on, kun on kyse tärkeän kestävyydestä, ilmastonmuutoksesta, eläinten hyvinvoinnista ja ympäristön suoristusta. Arvon komissaari, olette varmaan samaa mieltä minun kanssa siitä, että strategian täytyy ottaa huomioon se, että kunnioitetaan myöskin viljelijöitä ja maaseudulla asuvia ihmisiä, mutta kuinka tämä sitten toteutuu kaikki käytännössä? Kun vastaamme usein haasteisiin, niin ei voida vastata ilman, että viljelijät ovat tässä mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että he täytyy tukea sosiaalisella tavalla, edistää kohesiota ja toimia oikeudenmukaisesti heitä kohtaan. Nyt kestävyys, maan talouden kestävyys edellyttää sitä, että viljelijän täytyy voida saada elantonsa maaseudulla ihmisarvoisella tavalla. Kuinka te aiotte toteuttaa oman visionne pelota pidetään strategiaksi niin, että kehitetään maaseutua samalla kun pyritään strategian toteuttamiseen. Pelolta pöytään strategia, kuinka siitä laaditaan, kuinka se pistetään täytäntöön, otetaan todelliset maaseudun tarpeet huomioon. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Müller. Olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen tällä hetkellä voimme todeta, että politiikkaa tehdään jälleen kaduilla. Ihmiset osoittavat mieltään ympäristön, ilmaston, luensuojelun puolesta. Hyvä niin. Mutta kun tuhannet viljelijät osoittavat mieltään arvostuksen puutteen ja todella eksistentiaalisen pelon vuoksi ja siksi, että byrokratian taakka on aivan kestämätön, Brysselissä kukaan ei huomaa edes yhtään mitään. Komission äh, varapuheenjohtaja ja Timmermans on halunnut vähentää eläinten kasvatusta Euroopan unionissa. Ja minäpä mietin, että miten tämä 40 prosenttia niittyjä sitten Euroopassa ää, äh, äh, hoidetaan. Tietenkin me tiedämme, että tarvitaan lisää kestävyyttä ja ympäristötoimia. Maatalous muuttuu, mutta se tapahtuu vain yhdessä. Ja siksi pellolta pöytään strategia ei saa johtaa lisäbyrokratiaan. Sen on oltava hyväksi viljelijöillemme. Myös vetoan teihin, että YMPn ei anneta viivästyä vihreän kehityksen ohjelman ja tämän uuden strategian vuoksi. Me voimme panostaa näihin kaikkiin asian puoliin. Puheen Joten minä en halua, että maataloutemme tuhotaan. Kyse on koko maaseudusta ja kaikkien näiden perheiden tulevaisuudesta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Le Breton, olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitos puhemies. Von der Leyenin komissio on ilmoittanut ottavansa käyttöön sellaisen maatalous- ja elintarvikejärjestelmän, jossa kunnioitetaan kestävyyttä, kuluttajia ja halutaan edistää ajatusta pellolta pöytään. Nyt kysytään, mitä mieltä minä tästä olen. Ongelmana on se, että meillä ei ole mitään täsmällistä asiakirjaa tästä hankkeesta. Meillä on enimmillään puolitoista sivua yhteenvetoa jonkinlaisesta vihreän YMPn pääsuuntaviivoista. Minun mielestäni tämä on tyhjä iskulause. Nyt pitäisi olla rakentava. Haluan kiinnittää komission huomion siihen, että olisi harmonisoitavia, harmonisoitavaa tulevia toimia eri alojen kesken. No, kun ajatellaan sisältöä, niin ei riitä, että ilmoitetaan tällaisista epäselvistä toimista. Esimerkiksi niin, että huomattavalla tavalla vähennetään torjunta-aineiden käyttöä. Pitäisi löytää todellisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Ensinnäkin on taattava elintarvike omavaraisuus, uhraamatta viljelijöitä vapaakaupan alttarille. Toiseksi täytyy kehittää lyhyitä kauppaketjuja ja vastustaa erilaisia suurtoimijoita tällä alalla. Kolmanneksi on helpotettava viljelijöiden ammattin harjoittamista yksinkertaistamalla byrokratiaa ja sääntöjä. Ne ovat aivan järkyttäviä tällä hetkellä. Emme voi tyytyä vain iskulauseisiin, vaan meidän on ryhtyvä töihin ja toimiin, koska kuluttajat ja viljelijät niitä meiltä odottavat. Kiitos paljon. Me jatkamme. Kollega Hoisling, olkaa hyvä. Ja, Herr Kommissar, Sie haben am Anfang der, ja. Puhemies, komission jäsen sanoi tärkeän virkkeen jälkeen Maataloudesta ei saa tulla teollisuusala kyllä, mutta sitten tarvitaan todellista maatalouspolitiikkaa, koska tällä hetkellä esimerkiksi maksujärjestelmästämme hyötyvät suurimmat toimijat. 70 prosenttia tuista jaetaan pinta-alan mukaan, ei se mitään ympäristöpolitiikkaa ole silloin. Ja jos olette vakavissanne vihreän kehityksen ohjelman ja pelolta pöytään strategian suhteen, niin mietinpä, että mitenkäs saadaan nämä kaikki sopimaan yhteen YMPn kanssa maassa. Konservatiivienemmistö oikeastaan haluaa asioiden jatkuvan vanhaan malliin, hiukan viherryttämistä ja siinäpä se. Mutta kun ei se toimi. Parhaat kollegat, kyllä kyse on viljelijöistä, mutta meillä on valtava ongelma eh, muun muassa eh, biodiversiteetin häviämisen eh, suhteen. Emme voi sulkea sieltä silmiämme, emme voi hyväksyä torjunta-aineiden käytön jatkamista. Meidän politiikkamme on torjunta-aineiden suhteen ihan katastrofaalista. Ei saa käydä niin, että lajit kuolevat sukupuuttoon vihreän kehityksen ohjelman vaikutukset siinä olette ihan oikeassa. Täytyy tietenkin ottaa huomioon samoin kauppasopimukset. Ja kun ajatellaan vaikkapa Mercosur-kauppasopimusta ja valtavaa soijan tuontia sieltä, niin sekin on kyllä sitten katastrofi ympäristölle. Eli myös kauppapolitiikan on muututtava samalla, kun muut politiikat muuttuvat. Ja kyllä myös eläinten suojelun on muututtava Ähm, valtava eläinten, äh, eläinten hyvinvointiparannus tarvitaan. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Räyssen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Maatalouden haasteet ovat valtavia. Tarvitaan korkealaatuisia elintarvikkeita ja äh, ympäristö on suojeltava, ilmasto on suojeltava. Tätä varten tarvitaan äh, modernia maataloutta, uusimpia tek- teknologioita ja innovaatioita. Onneksi niitä on. Antakaamme näille innovaatioille tilaa kukoistaa. Kun ajatellaan tätä uutta pellolta pöytään strategiaa, se on jälleen uusi tapa lisätä sääntelyä, lisätä määräyksiä ja vaikuttaa siltä, että sille ei ole edes vaihtoehtoa, mutta mutta minä haluan, että maatalousalaa palkitaan sen hyvistä ponnisteluista ja hyvästä toiminnasta eikä rankaista. Ja komission jäsen teille sanoisin, että älkää arvioiko tiloja niiden eläinten määrän suhteen, vaan niiden tuotteiden laadun suhteen. Tämä saattaisi kyllä avata teidän silmänne ja yllättää teidät suuresti. Kiitoksia. Nyt Rässen, teille olisi sinisen kortin kysymys. Sopiko teille? Kyllä. Joten kollega Tuan Manders. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kysyä Räyssiniltä, onko hän myös pohtinut elintarvikkeiden tuhlaamista. Tämä on aivan valtava summa sekin vuosittain. Jos siihenkin keskityttäisiin, niin päästäisiin jo eteenpäin. Ja sitten voitte vastata puoli minuuttia. Kyllä, puhemies, tämäkin varmaan on, varmasti on tärkeä asia. Meidän täytyy huolehtia myös siitä, että elintarvikkeita ei heitetä pois tai, tai tuhlata, mutta ei tähän minun mielestäni tule ilman tukia kuitenkaan puuttua. Kyllä, tämä ala tarvitsee tukia aivan ehdottomasti. Kiitoksia. Kiitokset ja nyt jatkamme keskustelua. Kollega Flanagan, olkaa hyvä. Pellolta pöytään strategia. Mikäli se hoidetaan kunnolla, rahoitetaan kunnolla, voi suureksi hyödyksi sekä viljelijälle että kuluttajalle. Lihatuotteiden, kuten naudanlihan merkinnät ja yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä lehmä on syönyt, hiilijanjälki, lannot, joita on käytetty ja myöskin hinta, jonka vilja on saanut. Kaikki nämä tiedot pitäisi saada. Sitten voi erottaa lihan erityyppiset lihat toisistaan. Katsotaanpa esimerkiksi vapaan kanan munia. Kuluttajat voivat maksaa niistä enemmän, mikäli haluavat. Sama pitäisi tehdä naudanhan suhteen. Nyt pitäisi tietää, kuinka vakavasti komissio ottaa tämän asian, kuinka paljon tähän pistää rahaa. Komissio sanoo, että on erittäin tärkeää turvallisuuden puolustuksenkin kannalta ajatella asioita. Minun mielestäni nimenomaan nyt on kyse turvallisuudesta ja puolustuksesta. Mikä tarvitaan monivuotisia rahoituskehyksiä ja me Siinä nähdään, että 22 kertaa on enemmän annettu lisää rahaa aseita varten kuin muihin toimiin. Meidän ei pitäisi taistella pikempi ruokkia että Mikäli haluamme olla vakavasti otettavia toimijoita tässä asiassa, niin meidän täytyy kääntää tämä käänteeseen suuntaan. Buda. Kiitoksia seuraavaksi. Kollega Buda, olkaa hyvä. Puhemies, komission sen hyvät kollegat. Pellolta pöytään strategia on tärkeää, jotta pääsemme moninkin tavoitteisiistamme. Haluamme laadukkaita elintarvikkeita, haluamme vastustaa ilmastonmuutosta ja haluamme taata viljelijöiden tulotaon. Kuitenkaan maatalous ei ole ainoa ala, joka on syyssä luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta ja resurssien loppuun käyttämisestä. Meillä on kaikilla oma vastuumme. Viljelijät täytyy nähdä osana ratkaisua, ei suinkaan osana ongelmaa, kun kyse on ilmastonmuutoksesta nimenomaisesti. Pellolta pöytään strategia onnistuu vain niin, että toimimme todellisuuspohjaisesti ja ymmärrämme, mitkä ovat tämän alan heikot kohdat ja minkälaisia mahdollisuuksia se meille tarjoaa. Jos vihreä politiikkaa toteutetaan eikä huomioida maatalouden mahdollisuuksia sopeutua uusiin olosuhteisiin, niin sitten syntyy painetta sekä viljelijöille että kuluttajille, jotka joutuvat maksamaan enemmän ruoastaan loppujen lopuksi sekä kuluttajat että viljelijät sitten häviävät. En voi edes kuvitella, minkälainen keltaliivien liike tästä syntyisi sitten Euroopan tasolla, jos näin kävisi. Pellolta pöytään strategian täytyy olla mahdollisuus koko maataloussektorille. Tämä vaatii sitä, että äh, jäsenvaltiot äh, hyväksyvät sen, että rahoitusta tarvitaan. Emme me voi tehdä enempää vähemmin äh, varoin. Me tarvitsemme kestävää viljelystä, täsmäviljelystä ja kaikkien jäsenvaltioiden osallistuvaa ponnisteluihin kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Anrio, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Pelolta pöytään strategiassa täytyy varmistaa lähituotanto, perheviljelmien asema, ilmiöiden puoli. Sen täytyy olla hyödyksi sekä kuluttajalle että viljelijälle. Nyt pitää muuttaa eurooppalaista maatalousmallia, jotta viljat voivat saada tulonsa viljelystä ja kulutajat saavat laadukasta ruokaa. Elintarvikkeiden hävikkiä pitää myöskin vähentää 25-30 prosenttia ruoasta menee hukkaan. Nyt pitää vähentää myöskin kemiallisten torjuntaan kemiallisten lannoitteiden käyttöä ja edistää bio luomuviljelyjä. Vihreän ohjelman täytyy tarjota kunnollisia mahdollisuuksia viljelijöille ja koko seudulle. Viljelijä täytyy olla keskeinen rooli. Uusi taloudellinen malli, jota nyt esitetään, ei muuten toimi. Tästä syystä yhteisen maatalouspolitiikan täytyy ennen muuta tukea viljelijöitä tässä siirtämässä. Arvon komissio, miten te aiotte varmistaa sen, että tähän kunnianhimoisen tavoitteeseen myös päästään? kollega Haittama. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Häytymä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Kyllä, meillä on ollut vuosikymmenten ajan maatalouspolitiikkaa, joka ei toimi. Myös tilintarkastustuomioistuin on hyvin kriittinen. Mistä tämä johtuu? Viherryttämistoimet joista Brysselissä päätettiin, ei ymmärretty Brysselissä kunnolla ja viljelijät joutuvat ne nyt sitten toteuttamaan, mutta ei ole ollenkaan katsottu, että mikä lopputulos on. Ja olenkin olen hyvin tyytyväinen, että edellinen komissio teki ehdotuksen siitä, että maatalouspolitiikka olisi tulospohjaista ja että voidaan innovoida ja motivoida viljelijöitä ja heidän yrittäjyyttään tukea niin, että viherryttäminen saataisiin kunnolla jaloilleen ja että saataisiin hyviä tuloksia. Ja kun tuloksia saadaan, viljelijöitä tulee myös tästä palkita. Ajatellaan vaikkapa sähköautoja. Ne ovat erittäin suosittuja kaikkialla Euroopassa. Ihan samalla tavalla tämäkin toimii. Minä pelkään, että pellolta pöytään strategia on käännös jälleen kohti menneisyyttä. Äh, ja äh, että se ei äh, toimi. Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet liittyvät myös maatalouspolitiikkaan. Meidän täytyy katsoa tuloksia, saavutuksia ja myös sellaisia sääntöjä, jotka eivät toimi. On aivan naurettavia sääntöjä ja hyvin vähän vaihtoehtoja muun muassa. On aivan naurettavaa että esimerkiksi nitraatteja ja, ja keinolannoitteita käytetään edelleen luonnollisten lannoitteiden sijaan. Eli kyllä tässä on paljon parantamisen varaa. Kiitos. Kiitokset. Nyt jatkamme keskustelua ja vuorossa kollega Dare. Komissio on esitellyt pellolta pöytään strategiansa Siinä tarkoitus on saada sellainen malli Eurooppaan, joka voisi toimia myös kestävyysmallina maailmanlaajuisesti. Näin voidaan taata korkea turvallisuustaso elintarvikkeiden kohdalla ja voidaan varmistaa myös viljelijöille asianmukainen tulotaso sekä luonnon monimuotoisuus ja vähentää riippuvuuttamme torjunta-aineista noudatetaanko samoja sääntöjä sitten tuontielintarvikkeisiin? Aikooko komissio toimia äh, niin, että huolehditaan myös viljelijöistä? Entäpä sitten kolmansista maista, äh, kuten Vietnamista ja Kambodžasta tuodut elintarvikkeet? Tämähän on epäreilua kilpailua. Kyse ei ole protektionismista, vaan tasa-arvosta ja kansalaisten turvallisuudesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Bito, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Hyvää päivää. Huomenta, arvon komissaari. Maatalouspolitiikan uudistamisesta on puhuttu parlamentissa ehdotuksen pohjalta, jonka laadittiin edellisellä vaalikaudella. Se ei vastaa uuden ajan tarpeita. Ilmasto Hätätila esimerkiksi on tästä yksi esimerkki. Kun halutaan muuttaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Te tiedätte hyvin, mistä sen yhteydessä on kyse. Onko tämä pelolta pöytään strategia komission tapa vastata niihin haasteisiin? Yhteisen maatalouspolitiikan kuitenkin täytyy jatkossakin olla se tapa, jolla autetaan viljelijöitä siirtämään ekologisempaan suuntaan. Kuinka komissio aikoo varmistaa sen, että YMPn uudistusehdotukset vastaavat uusia tavoitteita, joita on asetettu viljelyketjuksen ohjelman yhteydessä? Kuinka ennen tämän strategian toteuttamista jo pohditaan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita Tällä hetkellä ei yhteisiä selkeitä tavoitteita, että vähennettäisiin torjunta-aineiden käyttöä, edistettäisiin biodiversiteettiä, vähennettäisiin kasvihuonekaasupäästöjä ja varmistettaisiin elintarvikeomavaraisuus. Meillä on vastuumme, historiallinenkin vastuu. Nyt ei pidä jättää käyttämättä mahdollisuutta siirtyä kosti kestävämpää suuntaa elintarvikkeiden tuotannossa. Kiitokset. Ja täällä olisi siis teille sinisen kortin kysymys. Edustaja Bito, sopisiko teille? Niin, täällä olisi kollegalta teille kysymys, kollega Grappinilta. Teillä on puoli minuuttia aikaa esittää kysymys, olkaa hyvä. Arvoisa kollega, ymmärsin, että ette ole samaa mieltä pellolta pöytään strategiasta, ette ole samaa mieltä siitä, että YMP johtaisi meidät ikään kuin eteenpäin, ettekä ole samaa mieltä siitä, että meidän tulisi tuottaa jatkossa elintarvikkeita Euroopan unionissa. Miten ajattelet, että Euroopan unionissa toimittaisiin, jos olemme pelkästään tuontielintarvikkeiden varassa? Jos tuomme vain kolmansista maista elintarvikkeita, niin miten voimme sitten taata viljelijöiden elannon ja maaseudun elinkelpoisuuden, jos emme ryhdy toimiin? Ja puoli minuuttia vastaus, olkaa hyvä. Euh, euh, en minä sanonut, että en ole, samaa mieltä. Minä toivon, että ollaan johdonmukaisia ja muistetaan konvergenssi myöskin, kun puhutaan tästä strategiasta, yhteismaatalouspolitiikasta. En minä vastusta kaikkea, sanon vain, että nyt olemme saamassa strategiaa, mutta ilman, että on saatettu YMPn uudistusta loppuun. Tämä on hieman yllättävää mitä tulee vaihtoehtoisiin mahdollisuuteen varmistaa elintärkeä omata varaisuus, meidän täytyy tarkastella esimerkiksi biodiversiteettia, ilmaston suojelua ja sama täytyy, sama täytyy kuitenkin tuottajienkin paljon ruokaa ja toiminta torjunta-aineet esimerkiksi, ne ovat myöskin talouden kysymys. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Tomasic. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhemies, yhteinen maatalouspolitiikka on kallista ja tehotonta. Sitä on yritetty uudistaa useaan kertaan, mutta tuloksetta. Se, että että mm, tukijärjestelmä on tällainen ja ikään kuin valtiovalta puuttuu, tekee järjestelmästä hyvin tehottoman ja kalliin. Nyt kuitenkin uudet ajat odottavat, ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ovat tärkeitä. Euroopan unionista halutaan tehdä ilmastoneutraali ja kestävä. Pelkään kuitenkin, että toistamme tässä nyt äh, menneisyyden virheitä, perustamme uusia kalliita julkisia ohjelmia ja tukijärjestelmiä, jotka eivät ole kestäviä. Meidän on koulutettava viljelijöitämme uuteen suuntaan. Vain näin saadaan kestävää kasvua, kilpailukykyä. Kiitos.

Kiitos puhemies, komission jäsen, olemme yhtä mieltä siitä, että enemmistö tässä salissa haluaa kestävämpää maataloutta ja tätä kautta pääsyä 2030 tavoitteisiin. Kun ajatellaan pellolta pöydälle strategiaa, se pyrkii auttamaan tästä. Tässä monet kuitenkin pitävät maatalouspolitiikkaa vain yhtenä suurena epäonnistumisena alussa, kun ajatellaan ensin käytettiin, puhelin oli puhelin, nyt puhelin, sitä voi käyttää lähes kaikkeen mahdolliseen. Se on samaan aikaan GPS ja, ja, ja, ja sillä pääsee kaikkialle maailmaan ja niin edelleen, niin edelleen. Eli ihan samalla tavalla jotkut haluaisivat, että maatalous suojelisi ympäristöä, torjuisi ilmastonmuutosta, vähentäisi torjunta-aineiden käyttöä, antibioottien käyttöä, parantaisi biodiversiteettiä, antaisi enemmän tietoa kansalaisille, suojelisi metsiä, suojelisi eläinten hyvinvointia ja niin edelleen. Mutta älkäämme unohtako, että meidän maataloutemme ja yhteisen maatalouspolitiikkamme päätavoite on tuottaa järkevään hintaan laadukkaita tuotteita, ja meidän on todella kunnioitettava viljelijöidemme merkittäviä ponnisteluja tämä uusi strategia pellolta pöydälle, sen tulee auttaa näitä maataloustyöntekijöitä pääsemään tähän merkittävimpään tavoitteeseen tarjota hyviä tuotteita reilulla hinnalla. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Neuscher. Olkaa hyvä. No, Kiitos paljon puhemies. Tänään meidän pitäisi keskustella pelolta pöytään strategiasta. Mutta täällä havaitsee salissa jo tiettyä hermostuneisuutta, koska käytännössä me puhutaan jostain ihan muusta. Käytännössä me puhumme, ja myöskin käyttäjillä puhutaan ja muuallakin puhutaan siitä, että vanhat uudistusehdotukset eivät ole soveliaita, eivät kuule käsi kädessä vihreän kehityksen ohjelman kanssa. Siitä nyt on kyse. Tämä aiheuttaa hermostuneisuutta. Ja nyt täällä puhutaan kaikkien viljelijöiden puolesta muka, Nyt täytyy tunnustaa, että vanhat ehdotukset eivät sovi yhteen vihreän kehityksen ohjelman uusien näytöksen kanssa, ja tämä hermostuneisuus on käsin kosketeltavaa. Minä pyydän Älkää väittäkö, että te puhutte kaikkien viljelijöiden puolesta. Te puhutte joidenkin viljelijöiden puolesta. Olemassa monia viljelijöitä, jotka haluavat jo toteuttaa uusia toimintatapoja. Minä haluan, että juuri heitä tuettaisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Lavacek. Olkaa hyvä. Pane komissaři, my ve vás vkládáme velkou... Puhemies, komission jäsen, me asetamme teihin suuria toiveita. Viljelijät ja joutuvat kohtaamaan vääriä syytöksiä. Ihmiset unohtavat usein, että he edelleenkin tuottavat parasta, laadukkainta ruokaa koko maailmassa ja myös kohtuullisella hinnalla. Maatalous on myös yksi kaikista säännellyimmistä aloista. Jatkuvasti luomme uusia sääntöjä ja tukia pienennetään. Viljelijät kokevat eturintamassa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sen takia myös viljelyksen on oltava osa ratkaisua vihreän kehityksen ohjelma ja pelolta pöytään strategia. Ikävä kyllä, kyllä toistaiseksi eh, ei ole laittu sillä tavalla, että viljelijät olisi huomioitu. Tämä johtaa siihen, että säätely lisääntyy ja hinnat nousevat. Nyt raja alkaa tulla jo vastaan. Näiden strategioiden tulisi olla toisenlaisia. Miksi ainoastaan eh, puututaan viljelijöiden toimintaan eikä supermarkettien toimintaan. Kiitoksia ja sitten keskustelu jatkuu edustaja Sardone, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Nyt äh, Greta noudatellen olette luoneet uuden ohjelman, eli pellolta pöytään strategia, joka pitää sisällään yhden ainoan pilarin, eli viljelijöistä ja kalastajista tulisi tulla jonkinlaisia ilmastonpelastajia. Täytyisi toimia ikään kuin meillä olisi jokin vihreä isoveli, joka valvoisi jatkuvasti. matala hinta totta kai johtaa siihen, että elintarvikkeiden laatu heikkenee ja sitten suositaan teollisia tuotteita. Olen myös lukenut, että haluaisitte sisällyttää tähän strategian elintarvikkeiden laadun. Miten tämä elintarvikemerkintästrategia tähän sopii? te ette kuitenkaan halua sellaista järjestelmää, joka olisi tasa-arvoinen. Me olemme väsyneitä toteamaan siihen, että elintarviketurvallisuuden taakse haluan, halutaan ikään kuin aina piilottaa se, että suositaan monikansallisia yrityksiä. Kiitos. Jatkamme kollega Rope, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kollegat. Tämän päivän tuotantojärjestelmissä on monia puutteita. Joillakin alueilla viljelijät joutuvat lopettamaan toimintansa ja joillakin muilla alueilla tuotanto vain kasvaa mukaan luettuna maitoala. Ja myöskin kuluttajat täytyy ottaa huomioon. Suurin liettualainen ketju Maxima möi viime viikolla ala-arvoista lihaa ja sitten saisi tämän tiedon viljelijältä. Viljelijän täytyy voida saada luonnonmukaista, laadukasta ruokaa, joka on tuotettu lähialueella. Joskus elintarvituodaan jopa tuhan, tuhannen kilometrin päästä, tuhansien kilometrin päästä. Onko se sitten tarpeellista? Ei tämä ole hyväksi ympäristölle eikä ilmastolle viljelijöitä tuetaan eri jäsenvaltioissa eri tavoin ja myöskin joissakin maissa tuotantotuet ovat äh, paljon suurempia kuin monta kertaa suurempia kuin joissakin toisissa maissa. on muitakin esteitä ja ongelmia tarvaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden valossa tuodaan Eurooppaan GMO, soijaa ja huonolaatuista ruokaa viljelijöille pitäisi luoda suotuisat olosuhteet niin, että he pystyvät elämään työstään ja voivat asua maaseudulla jatkossakin ja varmistaa samalla eloisa maaseutuyhteisö. Gracias, señora. Kiitoksia ja edustaja Akilar. Kiitos puhemies. Espanjan maa- ja karjatalous ovat ennennäkemättömässä kriisissä. Edes tuotantokustannuksia ei kateta alhaisilla myyntihinnoilla ja eurooppalaiset äh, määräykset ovat johtaneet siihen, että sadat tilat ovat joutuneet sulkemaan ja äh, sitten Euroopasta nyt puhutaan äh, tästä hienosta uudesta strategiasta pellolta pöytään. Kukaan ei kuitenkaan puhu viljelijöiden todellisista murheista, huolenaiheista. Nyt täytyy vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöä, parantaa eläinten suojelua, ottaa käyttöön uusia ympäristöstandardeja Mitenkä tähän markkinakriisiin aiotaan vastata? Se koskee Espanjaa ja muita Euroopan unionin jäsenvaltioita ja näiden markkinoita, kun kyse on kannattamattomasta ää, talouden alasta. Miten se voidaan pakottaa sitten vielä kestäväksi tällä tavoin? Ala tarvitsee enemmän ymmärrystä ja hätäapua. Kiitos. Kiitokset ja kollega Kokalis. Uh, Maatalousvaliokunnan jäsenenä tuen Sante-pääosaston johtoasemaan tässä strategiassa. Hippokrates sanoi, että olkoon ruoka lääkkeenne ja lääke ruokanne. Nyt vaaditaan uutta YMPtä, joka huomioi myös ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja sellaisen YMP, joka ei jätä ketään syrjään. YMP varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän ihmiset Euroopassa ansaitsevat äh, ravinteikkaan kestävästi tuotetun ruoan. Ja viljelijät ja kalastajat, jotka tätä siirtymää toteuttavat, ansaitsevat kunnon työpaikkoja ja kunnon elämän maaseudulla. Nyt YMP on linjattava unionin äh, tavoitteiden mukaiseksi, jotta saamme kestävän YMP ja kunnon budjetin, joka tukisi viljelijöitä heidän tekemässään äh, työssä ilmaston, biodiversiteetin ja ihmiskunnan hyväksi. Hippokrates totesi, että perusarvona on myös se, että emme tee kenellekään haittaa. Tarvitsemme uuden YMP. Kiitokset ja sitten kollega Amaro, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen. Herra komissaari, te puhuitte meille erittäin tärkeistä huolestuttavista asioista. Totesin, että meidän poliittinen ryhmämme on teidän kanssanne samaa mieltä. Nyt täytyy varmistaa, että maaseutu ei tyhjene ihmisistä. Samalla täytyy varmistaa elintarvike omavaraisuus, elintarviketurva. Siksi me tarvitsemme YMPn uudistusta. Ennen kuin me ryhdymme keskustelemaan pelulta pöytään strategiasta, on tiettyjä asioita, jotka ovat huolestuneet minua jo alusta pitäen. Tämä on kaikki epäoikeudenmukaisuutta, epäoikeudenmukaista viljelijöitä kohtaan. Vaikuttaa siltä, että yhtäkkiä noin vain Eurooppa sanookin, että viljelijät ovat vastuussa kaikesta siitä, mikä on pielessä jäsenvaltioissamme. Mutta tämä on epäreilua, koska arvon komissaari, te itsekin tiedätte hyvin ja kaikki muutkin tietävät, että hyvää peilota pöytään strategia voi toteutua vain ja ainoastaan, mikäli on, toimitaan myöskin maaseudulla. Mikäli viljat eivät tuota mitään, ei sitten kyllä haarukkaankaan jää mitään syötäväksi. Maanviljelijät tarvitsevat apua. Tämän strategian myötä pelota pöytään strategiaa ei voi toteuttaa ilman, että on kunnollisia välineitä sen toteuttamiseen. Mikään ei toimi ilman, että rahoitustukea tarjotaan viljelijöille. Meidän täytyy täällä pyrkiä pääsemään näistä esteistä yli ja varmistaa tämän strategian toteutuminen. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Miriam Dali, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen elintarvikeketjun toimijoiden tulee tarjota laadukasta terveellistä ruokaa kaikille ja minä uskon, että he ovat vihreän kehityksen ohjelman avaintekijä, avaintoimijat. Siksi pellolta pöytään strategian kautta voidaan auttaa myös kuluttajia valitsemaan terveellistä, laadukasta ruokaa, vähentämään ruokahävikkiä ja samalla huolehtimaan ympäristöstä. Lähes kolmannessa kasvihuonepäästöistä tulee maataloudesta ja meidän täytyy huolehtia siitä, että ala tekee oman osuutensa, jotta Euroopasta saadaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Pelolta pöytään strategia vähentää Ähm, myös äh, ruokahävikkiä, äh, parantaa äh, laadukasta kestävää ruoantuotantoa ja halutaan myös vähentää torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien käyttöä. Haluamme sellaisen strategian, joka takaa kuluttajille jäljitettävyyden niin, että he voivat jäljitä ruokansa, syödä terveellistä ruokaa, joka vähentää syövän riskiä ja mm, muun mm. muassa hormonaalisten häiriöaineiden äh, käyttöä on vähennettävä tuotannossa. Äh, vihreän kehityksen ohjelmassa ohjelma voi tarjota todellisia mahdollisuuksia kuluttajille, viljelijöille, kalastajille niin, että saadaan kestäviä elintarviketuotteita, jotka ovat hyväksi kaikille. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos paljon. Ja seuraavaksi kollega Hoisik. Ah, mutta täällä on sininen korttikin vielä. Täällä olisi edustaja Tuunilta, äh, von Tuunilta sininen kortti. Sopiiko teille? Kyllä. Thank you very much, uh, chair. and. Kiitos puhemies. Kiitos, että hyväksytte sinisen kortin. Mainitsitte elintarvikkeiden merkinnät ja jäljitettävyyden. Haluaisinkin kysyä teiltä, mitä tällä tarkoitatte? Alkuperä, etäisyys, sitähän jäljitettävyys merkitsee. Tukisitteko ajatusta siitä, että elintarvikkeiden erilainen laatu, eli se, että eri markkinoilla elintarvikkeet ovat erilaatuisia ja kuluttaja yleensä ei tiedä tästä erosta – Katsoisitteko, että tämä on tärkeä seikka? Kaikkien kuluttajien tulisi saada samanlaatuista ruokaa silloin, kun elintarvikkeet on pakattu samanlaisiin pakkauksiin. Kiitos. Thank you for that. Kiitos kysymyksestänne. Kyllä mitä tulee näihin äh, kahdenlaatuisiin tuotteisiin, erilaisiin tuotteisiin. Me katsomme, että kaikilla eurooppalaisilla on oikeus täysin samoihin ja samanlaatuisiin tuotteisiin kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt eh, edustaja Hoisik, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. Olemme hyvinkin tietoisia niistä valtavista ongelmista, joihin saattaa törmätä, mikäli pölyttäjät, mehiläiset katoavat ja biodiversiteetti kärsii. Ja vaaralliset torjunta-aineet ovat tunnettu uhka. Niitä käytetään kaikkialla maailmassa maataloudessa. Monet syyttävät viljelijöitä, mutta ei se heidän syytään ole. Kyse on koko järjestelmän ongelmista. Pellolta pöytään strategiaa ed- halusin edistää, mutta yhtä lailla tarkastaa YMPtä ja etsiä vaihtoehtoja. Meillä täytyy olla siis pakolliset tavoitteet torjuntaiden käytön päätämiseksi, mutta täytyy muutenkin ottaa vaan vaarata tarkastan kohteeksi, kun on kyse torjunta-aineista ja niiden pääsystä, vaarallisten torjunta-aineiden pääsystä markkinoille. Toivon mukaan tämä strategia ei pelkästään esitä hienoja sanoja ja tavoitteita, vaan se myöskin käytännössä auttaa ja myöskin auttaa saamaan viljelijöitä kunnollisen tulotason työstä, samoin kuin suojeluympäristöä. Kiitokset ja seuraavaksi äh, Kolaja, olkaa hyvä. I'd like to follow up on the top. Kiitos puhemies. Jatkaisin siitä aiheesta, että kuluttajien pitäisi saada mahdollisuus tehdä valistuneita valintoja. Tämä on ollut aina Euroopan parlamentin yksi prioriteeteista. Ikävä kyllä kuluttajien luottamusta horjutti ähm, se, että ei haluttu kieltää näitä eri laatuisia tuotteita. Nyt meillä on mahdollisuus korjata äh, pellolta pöytään strategian yhteydessä osa näistä virheistä. Yhteinen tutkimuskeskus on tehnyt äh, työtä ja on soittanut, että laatukysymykset ovat tärkeitä kuluttajille Euroopassa. Meidän on vahvistettava tiedonsaantioikeutta, jotta kuluttajat voivat tehdä päätöksiään. Tärkeimmässä roolissa tässä ovat merkinnät, esimerkiksi tuotteen alkuperästä. Toinen kommenttini liittyy terveyteen. Testit osoittavat, että tuotteita myydään, niissä on eri määrä esimerkiksi rasvaa tai makeutusaineita ja heikompia, heikompia tuotteita me emme voi hyväksyä ja komission tulisi tämä huomioida strategiassa. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Procaccini, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Pelolta pöytään strategia on sellainen, että laajalti sekä viljelijät että kuluttajat voivat sitä tukea ennen kaikkea kotimassani Italiassa. Toisaalta se ei ole taloudellisesti neutraali strategia. Tämä strategia aiheuttaa kustannuksia tuotannolle ja näin ollen tuotteiden hinta kasvaa. Ajattelen tässä aivan erityisesti luomutuotantoa ja taistelua tehotuotantoa vastaan ilman riittävää taloudellista tukea, ilman YMPtä, joka suojaa pieniä viljelijöitä suhteessa suuriin tiloihin, niin vaarana on se, että me vain toimimme demagogisesti emmekä tee mitään muuta. Merkinnät elintarvikkeissa ovat ydinroolissa. Kuluttajille on annettava tietoa alkuperästä ja ravintoarvoista näiden tuotteiden suhteen. Ei tämä ole mikään vaihtoehto, vaan se on Euroopan unionin velvollisuus. Hyvää työtä, komissaari. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bombard, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Eurooppalainen elintarvikepolitiikka on välttämätöntä, jotta kaikki saavat laadukasta terveellistä ruokaa ja kun nyt sitten ajatellaan lisäksi torjunta-aineista luopumista ja glyfosaatin välitöntä kieltoa, Tämä on oikea suunta. Nyt sitten YMPn toisen pilarin rahoitusta halutaan leikata. Lisäksi tulisi lisätä esimerkiksi kasvituotteiden tukea ihmisravinnoksi. Ja kun ajatellaan tiloja, niin suurtilat saavat suurimman osan tuista monopolin omaisessa asemassa toimiessaan. Me tarvitsisimme todellisen katon näille tuille ja pienten tilojen tulisi saada vähintään 30 prosenttia tuista, niin kuin alueiden komitea on ehdottanut. Näin voimme vastata e, e, ekologisen maatalouden haasteisiin hyvän tulevaisuuden puolesta. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Mortler, olkaa hyvä. Puhemies, kollega Tarvon komission jäsen. Tänään olisimme mielellämme keskustelleet kolleganne varapuheenjohtaja Timmermansen kanssa, ei, ei niinkään teidän kanssanne, kun puhutaan peilulta pöytään strategiasta. Nyt puhumme viljelijöistä ikään kuin he olisivat rikollisia. Jälleen kerran Pilet lähtevät kaduille, mikäli lainsäädännössä heitä ymmärretään, mikäli nyt EU-säännökset ja kansalliset säännökset ovat viljelijöiden taakkana. Elintarvikkeilla halutaan parantaa, ei siinä mitään, mutta ei tämä ala kaikki kuitenkaan tyhjästä. Kasvinsuojeluaineet ja lannoitteita. Niiden kautta voidaan optimoida ja vähentää elintarvikkeiden valvonta. On tärkeää. Mm, Euroopan tuottamat elintarvikkeet ovat maailman turvallisempia, joten älkää levittäkö vääriä uutisia, fake newsia. Nyt ei pidä syyttää viljelijä kaikesta. Viljelijämme ovat innovatiivisia, tekevät paljon työtä. Kuluttajatkin tarvitsevat kuluttajatkin tätä huomioon. Ja, ja monessa, monesta voimme luopua elämästämme, mutta emme jokapäiväisestä leivästämme. Siksi me tarvitsemme viljelijöitä ja perinteitä heitä arvostaa. Maatalous ja metsätalous ovat toimintaa, joka sitoo hiiltä. Tämä varmistaa paremman ilmaston. Toivon, että toimivarmassa ei jättää viljelijöitä soittamaan lehdellä, vaan pikemminkin ja ottaa heidät tässä kaikissa huomioon. Edustaja Mortlar, kävisikö teille sinisen kortin kysymys? Eikö? Frau Mortler, akzeptieren Sie eine blaue Karte? Sopisiko teille sinisen kortin kysymys? Kyllä. Olkaa hyvä, kollega Hoisling. Edustaja Mortler, te tiedätte, että juuri Nynbergissä on luomumessut Jopa leipää pystyy kyllä tuottamaan ilman torjunta-aineita ihan luomuna. Ja olisitteko te valmis tukemaan tätä toimintaa. Esimerkiksi teillä Bayerissa oli kyllä äänestys siitä, että torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä tulisi vähentää. Mitä mieltä te oikein olette? Arvon kollega, te nyt väitätte minun sanoin jotakin, mitä en sanonut. Olemme aina valmiina vähentämään kasvinsuojeluaineita ja myöskin lannoitteita. Ne käyttöä pitää optimoida. Älkää väittäkö, että biotiloilla käytettäisi lannoitteita. Minä olen ollut yhteyksissä kaiken tyyppisiin viljelyihin. Nyt en enää muista, mitä sanoin. tässä sattuu joskus mutta, mutta mietti, kysykääpä, miksi Rova Wieneriltä esimerkiksi. Edustaja Modler, kiitoksia. Ja nyt edustaja Yteland, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemieskomission jäsen. Ruoka on elämä ja on elintärkeää, että Eurooppa Eurooppa ja koko planeetta muuttaa maatalousmallia niin, että siitä tulee ilmastollisesti ja ympäristöllisesti kestävää pellolta pöytään strategia kestävää ruokaa ajatellen on välttämätön. Ruoan tuotanto vastaa kolmasosasta ilmastopäästöjä ja on äärimmäisen tärkeä myös ähm, eri lajien ähm, suojelemisen kannalta. Esimerkiksi monet mehiläislajit ovat sukupuuton partaalla. Mahdollisuuksia parantamiseen on ja näihin meidän on nyt tartuttava. Kestävä maatalous äh, on tärkeää ja Euroopan verorahoja täytyy nyt käyttää tilanteen muuttamiseksi. On vähennettävä kasvihuonekaasuja, luovuttava hormonihäiritsijöistä ja torjuttava antibioottiresistenssiä. Kyllä, tämä pelolta pöytään strategia merkitsee terveellistä ruokaa kaikille. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kristensen. Kiitos puhemies. Minä itse olen viljelijä ja olen hyvin kiinnostunut pellolta pöytään strategiasta. Se, mitä me syömme, on meille hyvin tärkeää. Ruoan tulisi olla ravitsevaa, monipuolista, kestävällä tavalla tuotettua ja ilmastoystävällistä. Voiko komissio kertoa minulle, tekeekö tämä strategia kuluttajille helpommaksi nähdä, miten elintarvikkeita tuotetaan? Onko ruoka elintarvikkeita? ympäristöystävällistä, onko eläinten hyvinvoinnista huolehdittu, onko tämä hyväksi myös ilmastolle. Miten komissio huolehtii kaikenlaisista tiloista, sekä pienistä että suurista tiloista? Kun keskittymme kestävyyteen, niin emme voi keskittyä pelkästään kokoon. Kaikki tilat on huomioitava tässä prosessissa. Thank you. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Wallace. Thank you, President. Kiitos puhemies. Peltapöytään strategia on ta- loistava tilaisuus omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa, biodiversiteetti, eriarvoisuus, terveys, eläinten suojelu ja ilmastonsuojelukysymyksiin. Täällä hienoa kyllä viitataan siirtymään ja maataloustuottajiin. Primäärituottajan asema on hankala perheviljelijät tuottavat ravinteikaista turvallista ruokaa 70 prosentille maailman asukkaista, mutta ah-, ahneet supermarketit ja jalostajat vievät leijonan osan. Viimeisten kymmenen vuoden aikana moni joutuu lopettamaan toimintansa. 70-luvulla suurin osa viljelystä, viljelmistä olivat alle karimen hetarin kokoisia. Tänä ovat paljon suurempia, koska suuret ovat syöneet pienet. Strategia tarjoaa tilaisuuden siirtyä pois intensiivisestä viljelystä ja elintarviketuotannon tuotannosta muun tyyppiseen tuotantoon. Bogovic. Kiitokset ja edustaja Bogovic, olkaa hyvä. Evropski kmetje jo danes pridelujejo najkvalitetnejšo i najbolj varno hrano Kiitoksia. Haluamme äh, laadukasta, turvallista ruokaa, joka tuotetaan ympäristöä ja eläimiä kunnioittaen. Tämä uusi strategia voidaan aikaan saada vain yhteistyössä viljelijöiden kanssa, jotka myös toteuttavat vihreän kehityksen ohjelman. Ja kun ajatellaan nämä äh, pellolta pöytään strategia, niin yhteisessä maatalouspolitiikassa tarvitaan stimuloivia toimia eikä vain kieltoja. Viljelijän ammatin tulisi kiinnostaa myös nuoria ja meidän täytyy tukea perheyrityksiä ja meidän tulee tietenkin vähentää lannoitteiden ja torjunta-aineiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Me tarvitsemme lyhyitä toimitusketjuja ja luonnollisesti hinnan on oltava reilu niin viljelijälle kuin kuluttajallekin. Meidän sääntöjemme ei tulisi estää viljelijöitä ja luonnollisesti myös hävikkiä tulee vähentää. Meidän täytyy toimia myönteisesti eikä pelkoa lietsoen. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Siedel. Kiitoksia puhemies Tämä strategia pellolta pöytään on hyvin kokonaisvaltainen. Siihen kuuluvat viljelijät, kuluttajat, jalostusteollisuus, koko ketju, eläinten suojelu, eläintenpitosäännöt, biologinen monimuotoisuus, ympäristön suojelu ja niin edelleen. Nyt halutaan vähentää merkittävällä tavalla lannoitteiden, torjunta-aineiden käyttöä ja antibioottien käyttöä. Ja tarvitaan aivan uudenlainen lähestymistapa esimerkiksi kauppasopimuksiin ja vaikkapa geeniteknologian käyttöön Euroopassa. Tässä kyse on kaikkien politiikan alojen uskottavuudesta kaiken kaikkien. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Katainen, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa komissaari. Ruokajärjestelmän kokonaisvaltainen tarkastelu tulee aivan tarpeeseen niin ympäristön kuin myöskin tuottajan kannalta. pellolta pöytään strategia antaa todella hyvän mahdollisuuden arvioida tätä koko pitkää ketjua ruokaketjua mutta tämä ei saa tarkoittaa sitä että

Arvon kollega, nyt haluaisin muuten ilmoittaa teille Catch menettelystä Tämän jälkeen puheenvuoropyyntöjä en enää ota vastaan. Niitä on nyt jo täällä koko joukko ja ilmoittaisin, että luettelossa on myös nimiä henkilöitä, jotka ovat käyttäneet itse keskustelussa jo puheenvuoron, joko varsinaisen puheenvuoron tai sinisen kortin puheenvuoron. Ja ilmoitan jo tässä vaiheessa, että että näille kolmelle henkilölle en Catch the menettelyssä enää puheenvuoroa voi myöntää. He ovat puheenvuoroja käyttäneet. Seuraavaksi edustaja Schneider, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. Kunnianhimoinen pelota pöytään strategia toimii vain ainoastaan, mikäli toimitaan viljelijän kanssa yhdessä heitä vastaan. Eläinpuhja totesi jo, kuinka tärkeää on, että otamme viljelijät mukaan. Ydintehtävä tehtävä joka viljelijällä on, on terveeseen kunnollisen tuottaminen. Ja meidän täytyy politiikan kautta luoda kunnolliset edellytykset tälle. Minun mielestäni erittäin tärkeää olisi, että tämän strategian yhteydessä komissio ottaa huomioon eurooppalaisten maatalousyrittäjien kilpailukyvyn suhteessa maailmanmarkkinoihin – kunnollisia vaatimuksia, esimerkiksi se, että kasvinsuonejuhainetta vähennetään. Tämä tulee toteutumaan vain ainoastaan, mikäli parlamentti ja komissio tarkastelevat uutta teknologiaa ja sen käyttöönottoon tarvitsemme kunnollisen tulotason maataloustuotteiden tuottamisesta ja myöskin viljelijöiden osuus täytyy tunnustaa, heidän niin täytyy antaa tunnustaa heidän työstään. Ja täytyy antaa myöskin kuluttajille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia valintoja, kun he valitsevat elintarvikkeita. Vain siten pääsemme tavoitteeseen. Tarvitsemme kunnollisen eurooppalaisen elintarvikkeiden merkintäjärjestelmän tätä varten. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Clara Aguilera. Kiitos puhemies. Komission jäsen te tiedätte, että enemmistö tässä salissa on sitoutunut kestävään kehitykseen ja olemme sitoutuneet myös Pariisin ilmastosopimukseen, niin minun poliittinen ryhmäni kuin Euroopan parlamentin enemmistökin on sitoutunut näihin tavoitteisiin. Mutta kun meillä nyt on kaksi suurta ohjelmaa, vihreän kehityksen ohjelma sekä tämä uusi pelolta pöytään strategia, Nämä molemmat puuttuvat vahvasti maatalouteen, aiheuttavat ongelmia tunnustamatta tosiasioita. Ei, ei se riitä, että luovutaan vain kasvinsuojeluaineista tai torjunta-aineista. Viljelijöille on annettava mahdollisuus innovaatioihin ja heille on tarjottava tilanteeseen vaihtoehtoja jos me emme ole maatalouden rinnalla tukemassa sitä, tämä ohjelma epäonnistuu. Eli kun me kaikki sitoudumme, voimme päästä eteenpäin, mutta tätä ei voi laittaa yksin viljelijöiden harteille. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Alieva Veli, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Globaalisti EU määrittelee kestävän maatalouden puitteet. Katson, että kestävä elintarvikejärjestelmä saadaan aikaiseksi vain niin, että meillä on koordinoitu, reilu järjestelmä ja suunnitelma. Jotta pääsemme kunnianhimoiseen strategiaan ja saamme myös siirtymän onnistumaan, tarvitsemme riittävästi rahoitusta ja yksinkertaiset säännöt. Sen takia vetoankin komission, jotta löydettäisiin eri rahoitus mahdollisuuksien välillä synergiaa. Ja YMPn ja peilolta pöytään strategian tulisi myös sopia yhteen, aivan niin kuin muidenkin politiikkojen. Viljelijöillä varmasti on keskeinen rooli tämän strategian toteutumisessa. Näin ollen he tarvitsevat tukea ja kannustimia. Joskus käy niin, että viljelijöitä syytetään väärin toimimisesta – vain, jos takaamme sen, että kaikki asianosaiset osallistuvat, niin sitä kautta pääsemme tasapainoiseen lähestymistapaan. Kiitokset ja edustaja Soidrova, olkaa hyvä. Missäsi vieste... Kiitos puhemies. Ei tämä tilanne helppo ole, ei lainkaan. Viljelijät kuuntelevat keskustelujamme, koska he tietävät, että tämä todella koskee heitä ja he odottavat meiltä tukea. Ja me tiedämme ja he tietävät, että vaikutus ilmastonmuutokseen otetaan heidän selkänahastaan. Kyse on paitsi vihreän kehityksen ohjelmasta, myös muista esimerkiksi Tsekin tasavallassa erilaiset taudit ja eläintaudit voivat lisääntyä ilmastonmuutoksen vuoksi. Meidän on tuettava viljelijöitämme. Lisäksi he pelkäävät halpatuontia kolmansista maista. Niin ja sitten vielä valtava vähittäiskaupan muutos. Hyvin monet tekevät nyt ostoksensa supermarketeissa, jotka ovat vahvempia toimijoita kuin viljelijämme. Eli mitenkä viljelijöiden asemaa vähittäiskauppaketjuihin nähden voidaan parantaa. Meidän on tuettava viljelijöitämme, jotka huolehtivat maaseudustamme, metsistämme, luonnostamme ja biodiversiteetistä. Kiitos. Alessandro. Kiitoksia ja edustaja Moretti. Gentile Commissario, La... Arvoisa komission jäsen, elintarvikeketju muodostaa 23-30 prosenttia äh, kasvihuonekaasupäästöistä. Tilanne ei ole enää kestävä, kun ajattelemme tulevaisuuden haasteita. Täytyy tuottaa enemmän, käyttää vähemmän resursseja ja kuitenkin laadun pitäisi olla korkea. Kansalaiset ovat väsyneitä. He haluavat avoimuutta ja turvallisuutta, mutta lainsäädäntö yksin ei riitä. Me tarvitsemme radikaalia koko järjestelmän muutosta ja myös elintavan muutosta tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Synergia eri politiikkojen välillä, maataloudessa, terveyspolitiikassa, niiden täytyy olla täydentäviä, ei suinkaan ristiriitaisia. Ennen kaikkea täytyy saada kuluttajille tietoisuutta elintarvikkeiden merkityksestä, sen terveellisyydestä ja siitä, mitä me oikein pöytäämme tuomme. Tarvitaan myös yhtenäisiä merkintöjä, jotka ilmorfoimat kuluttajia, eivätkä kuitenkaan manipuloi heitä, vaan tarjoavat heille tieteellisiä perusteita. Kiitos. Suuret kiitokset. Seuraavaksi eh, edustaja Lytken, olkaa hyvä. Merci, eh, merci monsieur. Eh. Kiitos paljon, puhemies, komission jäsen. Voisin ensinnäkin todeta, että olen erittäin luottavainen – Eurooppalaisen maataloustuotannon puolesta on erittäin ylpeä siitä, mitä kuulimme tänään, niin eh, tässä kaikessa pitäisi muistaa sanoa aina kiitos viljelijälle. Pelota pöytään strategia on siinä tärkeässä asemassa vaata sekä kuluttajat että tuottajat. Eh, viljelijöiden täytyy päästä aktiivisesti mukaan tähän strategiaan ja yhtä lailla kuin kuluttajienkin meidän täytyy varmistaa investoinnit ja rahoitus, jotta tämä siirtymä onnistuu. Vihreän kehityksen ohjelmassa ja muussa viljelijät täytyy ottaa huomioon. Heitä täytyy tukea ja tehdä investointeja tähän siirtymään. Kuluttajia täytyy suojella ja viljelijöitä yhtä lailla kuin ympäristöäkin. Mikäli valvontaa vahvistetaan, niin täytyy yhtä lailla valvoa tuota, joka EUn ulkopuolelta, koska muuten tämä on epäreilua, eikä tällaista viljelijätään voisi ymmärtää. Kiitos paljon joka tapauksessa tästä strategiasta. Merci, monsieur. Kiitokset. Seuraava puhuja, edustaja Shahim. Minä autan, puhemies. Shahim, kiitos. Ja, dank u. Kiitos puhemies. arvoissa komission sen parhaat kollegat, nyt meidän täytyy ottaa härkää sarvista pellolta pöytään strategiavihreän kehityksen ohjelma. Molemmat ovat hyvin merkittäviä, mutta täytyy muistaa, että viljelijämme tekevät päivä toisensa jälkeen työtä huolehtivat maasta, huolehtivat vesistöistämme, tuottavat meille laadukasta ruokaa. Heitä ei saa unohtaa. Lähes kaikissa jäsenvaltioissa 80 prosenttia tuista menee 20 prosentille rikkaimmista. Ja tämä on vääränlaista tukea. Eivät viljelijät saa tässä tukea, vaan monikansalliset suuryritykset, joilla on miljoonien, jopa miljardien liikevaihto pellolta pöytään strategiaa tarvitaan, mutta YMPn uudistus on välttämätön. Me emme saa jättää viljelijöitämme yksin ja pullaan. Me emme saa ruokkia näistä suuryrityksistä yhä lihavampia ja suurempia. Kiitos. Kiitokset ja edustaja Kalinowski. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat Eurooppalaiset viljelijät ovat nyt uusien haasteiden ja uusien velvollisuuksien edessä. Ne juontuvat vihreän kehityksen ohjelmasta, mutta kuitenkin maatalousbudjettia pitäisi kuulemma leikata. Jos näin on, niin emme tule onnistumaan. Suorien tukien tulisi vihdoin ja viimein päätyä sitten sinne viljelijöiden tueksi suoria tukia menee pitkälti myös maanomistajille eikä pelkästään viljelijöille. Arvoisa komission jäsen, kertokaapa meille, mitä mieltä olette näistä uusista hyökkäyksistä, joita nyt on syntynyt, kun on haluttu vähentää esimerkiksi lihan kulutusta ja sitä kautta pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämähän on todellakin hälyttävää. Onko tämä yksi pilari teidän strategiassanne? Jos se todella on siellä mukana, niin sittenhän tulot pienenevät myös. Frau Kollegin. Kiitokset ja seuraavaksi eh, kollega Avram, olkaa hyvä. Green Deal on... Kiitos. Vihreän kehityksen ohjelma on suurin vallankumous sitten teollisen vallankumouksen. Viljelijöillä on kaikkein vaikein tehtävä – epävarmoissa olosuhteissa ja joutua tuottamaan terveellistä ruokaa sadoille miljoonille ihmisille. Tänä päivänä maataloustuotanto on monen mielestä liian vaikeaa, liian kallista ja liian epävarmaa. Olosuhteet muuttuvat ja siksi monet ovat luopuneet viljelystoiminnasta ja monet ovat luopumaisillaan. Mistä sitten saadaan uusia toimijoita ja miten saadaan vihreän kehityksen ohjelmasta menestystarina. Komission pitäisi kunnianhimoisen strategian ohella ryhtyä toimiin, joilla voidaan kannustaa nuoria palaamaan takaisin maaseudulle, jotta tämä vallankumous saadaan toteutumaan. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Sandea, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen pellolta pöytään strategialla on potentiaalia antaa paljonkin maatalouselintarvikealalle, mutta jotta se onnistuisi, sen on oltava johdonmukainen ja samalla realisminen. Johdonmukainen ottaen huomioon ilmaston ja näin ollen siis sellaisen rahoituksen ja budjetin, joka on oikealla tasolla. Emme me voi hyväksyä ehdotettuja budjettileikkauksia ja vaatia, että Viljelijämme tekevät enemmän, mutta saavat yhä vähemmän. YMPn uudistus on käynnissä samoin vihreän kehityksen ohjelma. Ja meidän täytyy todella ää, perustaa tieteeseen tehtävät päätökset ja ratkaisut, eikä vain näppituntumaan tai tunteeseen. Ää, loppujen lopuksi täytyy myös muistaa, että viljelijät ovat ratkaisu ja heidän täytyy olla strategian ytimessä. Ja kun ajatellaan kilpailukykyä ja taloudellista kestävyyttä, nekin tulee ottaa huomioon. Kiitos oikein paljon. Tän. Kiitos. Ja nyt puheenvuorot. Een punt, een punt van orde. Minulla olisi työjärjestyspuheenvuoro. Te sanoitte, että sinisen kortin käyttäneet eivät voi saada Catch the puheenvuoroa Minä kyllä valitan tätä kovasti, koska tämä ei lue työjärjestyksessä. Minun mielestäni minulla täytyy olla oikeus käyttää nyt puheenvuoroa puhelista ulkopuoleltakin, vaikka käytiin jo sinisen kortin aiemmin. Ei tässä kollegaa mitään työjärjestyksiä nyt tarvitsee tähän asiaan äh, tuoda esiin, kun työjärjestyksessä nimittäin lukee, että puhemies käyttää, että, päättää, että montako kätsit jäi puheenvuoroa myönnetään. Ja minä ilmoitin tuossa aiemmin, miten minä puhemiehenä aion toimia, koska näitä puheenvuoropyyntöjä on liikaa. Ja koska niitä on liikaa, minun tuli päättää, miten toimia ja minä päätin. Eh, seuraavaksi edustaja Basescu. Kiitoksia paljon puhemies. Komissaari, maatalous on yksi tärkeimpiä taloudellisen toiminnan muotoja Euroopassa, niin Romaniassakin. Kilpailu Euroopan markkinoilla viljelijöiden kesken on epäreilua, koska tukiaiset vääristävät tilannetta. Minun maassani maataloustukiaiset ovat vähän alle 200, Ranskassa 260 euroa keskimäärin per hehtaari. Ei minä sano, että Ranskassa pitäisi tukiaisia leikata. Pikemminkin haluaisin, että Romanian viljelijöiden tukia lisättäisiin. varsinkin karen kasvatusalalla. Tämä on tärkeä kysymys. Kaikkialla Euroopassa tuotetaan raaka-aineita, mutta tai tarvitaan raaka-aineita, mutta Romaniassa raaka aineita on kallistunut enemmän kuin muissa maissa. Edustaja Leikkaus, olkaa hyvä. S&D. SND-ryhmän edustaja Olekas. Not here. Uh... Ei tunnu olevan paikalla. Edustaja Vautmans, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen, kollegat. Uskon, että tämä Tämän päivän keskustelu oli erittäin kiehtova, kun puhumme pelulta pöytään strategia. on erittäin tärkeä viljelijöiden kannalta. Suoraan sanottuna, kun kuuntelee tätä keskustelua, niin pitäisi aina muistaa, että ei viljelijöitä kannata ihan kaikesta syyttää. Tietysti viljelijöiden täytyy tehdä enemmän työtä vihreän kehityksen ohjelman suhteen niin pois, mutta suoraan sanottuna viime vuoden aikana joka päivä on tuhansia maatalousyrityksiä kadonnut Euroopasta. Tuhannet viljelijät joka päivä ovat kadonneet neljä miljoonaa viime vuosien aikana. Suoraan sanottuna Flanderissa on myöskin ohjelma Maajussi etsii morsionta. Ja Eurooppa samalla, voi sanoa, että Eurooppa etsii samalla viljelijää. Ihmisten täytyy voida elää maatauselinkeinon avulla. Nyt pitäisi vahvistaa viljelijän asemaa tuotantoketjussa, paremmat hinnat, tukia nuorille viljelijöille ja sitten paimoja ei pitäisi aina joutua ostamaan Venäjältä asti. Pietikäinen. Edustaja Pietikäinen. On hyvä, että komissio on tuonut tämän äh, farmilta haarukkaan asti ruokapoliittiseen ohjelmaan ja toivottavasti se on myös laajasti ruokapoliittinen kestävän ruoan ohjelma jolla puututaan koko tuotantokaareen alkutuotannosta aina ruokahävikkiin asti. pyritään tekemään ympäristön kannalta tuottajan kannalta ja ihmisten terveyden kannalta parhaita mahdollisia valintoja jotka tuottavat

aloite. Ja tässä tulisi mielestäni äh, huolehtia kokonaisuudesta. Äh, usein halvimmat tuottajat ovat sitten voittaneet ja eurooppalaiset tuet jakaantuvat hyvin epäoikeudenmukaisella tavalla. Meillä hehtaaria kohti viljelijä saa noin 200 euroa Itävallassa ja muissa maissa se on paljon enemmän ja 20 prosenttia suurimmista saa suurimman osan tuesta. Ei täällä voi edes puhua pienten viljelijöiden tuesta. Kiitos paljon puhemies. Strategia pitää pyrkiä kolmeen asiaan. Ensinnäkin täytyy tukea viljelijöitä. Puhun nyt maataloustukiaisista, konsultointiavusta ja suotuista verokohtelusta. Täytyy tuottaa laadukkaita tuotteita, kunnioitetaan kaikki samoja normeja. Strategista täytyy myös äh, ryhtyä sitoviin säännöksiin ja toimiin. Samat tuet romanilaisille viljelijöille – kuin ranskalaisille ja saksalaisillekin. Tämä on tarpeen. Samantyyppisten elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden täytyy olla samanlaatuisia kaikille Euroopassa. Pitäisi olla myöskin konsultointipalveluita, joita viljat voivat käyttää hyväkseen. Esimerkiksi apua tuen hakemisessa pitäisi saa antaa. Ja edustaja Keli, olkaa hyvä. It isn't that often that I agree. Kovinkaan Usein en kiittele kollega Wallisia, mutta olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä, kun hän teki eron toisaalta tehotuotannon ja toisaalta pientilojen välillä. Puhumme tässä Euroopan maaseudusta. Eli nämä pientilat ovat todellisia tiloja, jotka tuottavat ravitsevia elintarvikkeita mahdollisimman, parha- mahdollisimman hyvässä ympäristössä. Ne huolehtivat myös metsistä. Katson, että Tässä ei tehdä riittävää eroa toisaalta näiden mm, pientilojen tuottamien elintarvikkeiden ja toisaalta suurtilojen, suuromistajien tuottamien elintarvikkeiden välillä. Tulevassa YMPssä ja myös pellolta pöytään strategiassa tämä ero pitäisi tehdä. Eli ketkä todella tarvitsevat tukea, heidän pitäisi se myös saada. Ja jos sitten tuotetaan todellista ruokaa, tuki kohdistetaan nimenomaan sinne eikä tähän tehotuotantoon. Kiitos. Ja nyt komission jäsen Wojciechowski saa päättää keskustelun. Kiitos puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun. Minulla ei ole nyt aikaa vastata joka ikiseen jäsenten esittämään huomioon, mutta tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja tarpeellinen keskustelu ja oikea-aikainen. Kiitos Agri-valiokunnalle ja edustaja Linssille erityisesti. Meillä ei ole vielä pelota pöytään strategiaa, me vasta työstämme sitä. Joistakin suuntaviivoista on jo päätetty, vihreän kehityksen ohjelmasta on päätetty ja siihen tämä nivoutuu. Täällä esitettiin lukuisia ajatuksia. Aion ottaa niitä huomioon jatkossa. Minä vastaan eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelmasta ja sen maatalouspuolesta. Aion ottaa mahdollisimman monta huomiota jatkossakin mukaan terveysasioista vastaava komissaari on myös erittäin tärkeässä asemassa. Viljelijät ovat erittäin tärkeässä asemassa. He ovat kaikkein tärkein linkki tässä ketjussa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne erästä asiasta, joka itsekin on aiemmin sanonut. Tämä täytyy toimia viljelijöiden puolesta, ei heitä vastaan. Meidän täytyy antaa heille kannustimia. Siksi avauspuheenvuorossani puhuin niin paljon rahoituksesta, budjetista. Mikäli halutaan, että viljelijät ryhtyvät käyttämään vähemmän torjunta-aineita ja lannoitteita, ja mikäli halutaan, että viljelijät paremmin hoitavat vesistöjä, niin tätä varten tarvitaan resursseja. Viljelijöiden täytyy olla – Näitä toimia täytyy olla ensimmäisessä pilarissa ympäristötoimet ja joitakin muita toimia kakkospilarissa. Siksi tämä on erittäin tärkeä hanke. Te puhutte myöskin sen, missä järjestyksessä asioita hoidetaan. Kyllä, kyllä. Minäkin haluaisin strategian ensin saada hyväksytyksi ja sitten tämän jälkeen voidaan hyväksyä tai muuttaa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevia säännöksiä. Tällä hetkellä säännökset ovat peräisin vuotta 2018. Komission puheenjohtaja von der Leyen ei ehdota uutta, uuden tyyppistä yhteistä maatalouspolitiikkaa, koska nyt ei ole aikaa siihen enää. Tätä keskustelua ei kannata uudelleen avata, mutta voimme kuitenkin hienosäätää YMPtä. Tulemme kuulemaan tässä asiassa sekä parlamenttia että neuvostoa. Toivon mukaan yhteisen maatalouspolitiikan säännökset kulkevat käsikädessä tämän strategian kanssa tähän täytyy pyrkiä. Tämä strategia avaa monia mahdollisuuksia varsinkin pienille ja keskisuurille viljelmille, maatalousyrityksille. Ne katoavat kovaa tahtia Euroopasta. Euroopassa on tilaa myöskin suuremmille ja intensiivisemmille viljelmille, mutta yhtä lailla pienemmille maatiloille, jotka harjoittavat vähemmän intensiivistä maataloustoimintaa. Pienviljelijät ovat hyvinkin valmiita tarttumaan ympäristöhaasteisiin, mutta emme halua, että suuret syövät pienet. Me tarvitsemme kunnollisen tasapainon. Jonkinlaista kestävyyttä ja tasapainoa täytyy saada aikaan erityyppisten maatalousyrittäjien välille. Luomuviljely on erittäin tärkeässä asemassa niin ikään. Sitä tullaan kehittämään myös pellolta pöytään strategian yhteydessä. Tässä ei ole kyse niinkään koosta. Koolla ei ole merkitystä. Meidän täytyy edistää myöskin luomuruuan kulutusta. Meidän täytyy asettaa se entistä parempaan arvoon. Ja täytyy muistaa, että eurooppalainen ruoka on parasta maailmassa. Se vastaa kaikkein korkeimpia normeja ja se on erittäin merkittävä vahvuus eurooppalaiselle tuotannolle – kautta maailman. Meidän täytyy puolustaa meidän elintarviketuottajiamme. Monet täällä mainitsivat myös viljelijän suojelun tuontitavaroiden osalta. Kyllä, tuontitavaralta täytyy vaatia samoja normeja kuin Euroopassa tuotetulta ruoalta. Toisaalta täytyy kunnioittaa maailman kauppajärjestön säännöksiä. Byrokratiaa voidaan pyrkiä välttämään. Tulemme tekemään työtä tämän puolesta. Minä voin luvata teille erään asian. Kun arvioimme tätä kaikkea ja myöskin kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden huomiota, tulen tekemään kaikkeni, jotta byrokratia voidaan vähentää, jotta byrokratia ei entisestäänkin vaikeuta viljelijän elämää, koska näin joskus on. Minä voin tämän tunnustaa. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä kerran kiittää teitä lämpimästi tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Uskon, että viljelijöillä on nyt parempi varmuus siitä suunnasta, johon haluamme vielä viedä asioita Euroopassa. Voin vakuuttaa teille jälleen kerran, että Euroopan komissio tulee tekemään kaikkensa sen puolesta, että vihreän kehityksen, kehityksen ohjelma ja pelota pöytään strategia pistetään täytäntöön niin, otetaan huomioon viljelijöiden etu ja koko eurooppalaisen maatalouspolitiikan tulevaisuus. Komission jäsenen puheenvuoro päätti. Nyt tämän keskustelun siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Tässä vuorossa ovat päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteen loukkauksista. Ja nyt todella Ensimmäinen on Kinea ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta. Ensin kuulemme näitä kysymyksen esittäjiä. Ensimmäisenä heistä Herzberger Fofana. Olkaa hyvä. Kineassa tilanne on vaikea. Väkivalta on lisääntynyt ja se uhkaa jo demokraattista vakautta. Kansan suvereuden tulisi pysyä kansan käsissä. Kansan tahtoa täytyy kunnioittaa ja se tulisi heijastua myös valtion instituutioihin. Viime vuodesta lähtien silloin ilmoitettiin kansanäänestyksestä, jolla pyritään muuttamaan perustuslasia. Poliittinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta ovat protestoineet tätä hanketta vastaan ja poliittinen ilmapiiri sitten muuttui väkivallaksi. Mielenosoituksessa on tapahtunut väärinkäytöksiä, poliisit ovat turvautuneet väkivaltaan ja tämä on aiheuttanut suurta tunnemyrskyä maassa ja myös huolestuneisuutta kansainvälisessä yhteydessä. Nyt ihmiset täällä juttelevat, joten en voi jatkaa omaa puhettani. Edustaja Areena, saanko pyytää? Olen pahoillani, puhemies, mutta en voi puhua, kun joku puhuu päälle tässä vieressä. Olen pahoillani. Olen pahoillani todellakin kun poliisi käytti esimerkiksi naista ikään kuin kilpenä näissä mielenosoituksissa, niin koko maailma järkyttyi tästä toiminnasta. Keskeinen kysymys, jonka nyt voi esittää, on se, mistä tämä väkivalta kumpuaa, mikä sitä provosoi. Meidän täytyy saada aikaiseksi vuoropuhelua, jotta löydämme ratkaisuja näihin keskeisiin kysymyksiin ja saamme käyntiin sellaisen prosessin, johon ihmiset voivat osallistua, jossa huomioidaan myös erilaiset poliittiset näkökulmat. Me kehotamme Kineaa toteuttaa, tekemään kaikkensa, jotta tämä tilanne saadaan päättymään. Emme voi hyväksyä sitä, että mielenosoittajia hakataan, käytetään kyynelkaasuja ja väkivaltaan turvaudutaan. Me pahoittelemme sitä, että ihmiset ovat loukkaantuneet, jotkut jopa menettäneet henkensä näissä mielenosoituksissa. Guinea on suvereni valtio ja muut poliittiset ulkopuoliset toimijat eivät voi tehdä päätöksiä maan puolesta. Kuitenkin maassa ei pidä toimia niin, että jotkut, jotka eivät tue hallituksen kantaa, sitten ottavat vallan. Euroopan unionille on keskeistä tehdä yhteistyötä kumppanuudessa Afrikan kanssa, jotta voimme saada lisää suhteita erilaisiin toimijoihin ja voimme tukea näin oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia sekä demokratiaprosessia, joka on osallistava sekä täällä Euroopassa että kumppanien parissa Afrikassa. Kiitos. Hyvä kollega, pyytäisin, että tulevaisuudessa nyt annoin teidän puhua 45 sekuntia pidempään eh, tämän välihuomautuksen takia, mutta pyytäisin, että ensi kerralla eh, mukautatte puheaikaa. Seuraava puhuja on rouva Maria Arena. Merci, president. Puhemies, eh, Alfa Condeen on ymmärretty, mikä tilanne on hänen kolmannen mandaatin hankkeensa tuo epävakautta Ginealle koko alueelle opposition ja kansalaisyhteiskunnan mielenosoitukset kansanäänestystä vastaan ovat johtaneet tilanteisiin, jossa on avattu tuli mielenosoittajia vastaan. Tämä vaan heikentää viranomaisten kykyä asiallisesti vastata kriisiin, jossa maa on ollut jo vuosia. Vuoden 2019 lokakuusta alkaen ainakin 28 kansalaista on tapattu näistä, tapettu näissä mielenosoituksissa. Joku, jo 70 on menehtynyt muutamassa vuodessa. Suut on tukittu ja vapaus tukahdettu ihmiset pelkäävät. Me tuomitsemme tämän väkivallan ja vaadimme, että Ginean hallitus parantaa mielenosoitustilannetta niin, että luodaan turvallinen tilanne mielenosoittajille. Pyydämme myös, että avataan tutkimus väkivallan tekijöiden ja murhantekijöiden kohdalla vetoamme myös siihen, että mm, kunnioitetaan vangittujen henkilöiden mielen, mielenosoitusoikeutta vetoamme Kondeen että noudattavan perustuslakia. Sen muutokset voivat olla isku demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteelle. Konde, joka aikaisemmin kannatti näitä hyviä asioita, hän olisi syytä muistaa, mistä hän tulee. Haluamme, että tehdään työtä Ekovasin kanssa ja muistetaan ihmisoikeudet ja vetoamme, että ulkosuhdehallitus yhdessä Ginean kanssa lähtee käymään vuoropuhelua ja välittää niin, että vastata, vastattaisiin näihin vaaleihin liittyvään väkivaltaan. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja on kollega Czarnecki, yksi minuutti. Panie przewodnicząca, szanowni państwo, Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Minä uskon, että meidän on nyt EUn taholta painostettava ei enää mitään pyyntöjä. Ei enää pelkästään neuvoja, varaumia, vaan meidän humanitaarisen apumme ja taloudellisen apumme täytyy olla riippuvainen siitä, noudatetaanko siellä perus standardeja ja normeja. Ginean presidentille pitäisi huomauttaa, että myös meidän alueellamme oli valtionjohtajia, jotka menettivät kansanäänestyksen kautta valtansa, Matteo Renzi, Cameron Brexit-äänestyksen kautta. He kaikki hävisivät, koska tällainen kansallisesti järjestettiin. Ehkä tämä olisi argumentti. Kiitoksia. Seuraava puhuja edustaja Nuova Ruiz, yksi minuutti. Humanos, un derecho politico. Mielestäni on oikeus kansalaisilla ja ottaa omakohtonsa käsiinsä pitäisi, tästä ei pitäisi edes muistuttaa, mutta kuitenkin tämä on yleinen ilmiö, mitä tulee poliittisiin kansalaisoikeuksiin maailmassa. Oikeus protestoida, esimerkiksi Chiilestä tätä tapahtuu samoin Euroopassa, lähi tai Aasiassa. Tällä hetkellä puhumme Gineasta, jossa on valtavasti mielenosoituksia. Alfa Konde on ylittänyt tietysti perustuslaiset rajat, ja haluaa ylittää presidentin virkakautensa. Me yhdymme solidarisuuden ilmaisuuteen kansaa kohtaan, joka on kaduilla. He vaativat ihmisoikeuksia, sekä YK että Afrikan unionin mukaisesti täytyy myös vapauttaa journalisteja, mielenosoittajia, ihmisoikeustaisteluita, kun pantu vankilaan. Haluaisin myös tuomita EUn kaksinaisen moraalin tässä, joka sanoo puolustavansa ihmisoikeuksia ja sitten kuitenkin lähettää aseist, ase, aseita esimerkiksi Gineaan. Eikä toimi, vaikka monikaiset yritykset Euroopassa eivät noudata äh, ihmisoikeuksia ja instrumentalisoivat tavallaan kehitysavun, eivätkä noudata ihmisoikeuslausekkeita omissakaan sopimuksissaan, saatikka sitten tällä hetkellä äh, kotonuun sopimuksessa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi kollega Lega, kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Ne, joiden on muutettava perustuslakia pysyäkseen vallassa, heidän kannattaisi ehkä muut, pohtia uravaihdosta. Vladimir Putin on tällainen ja varmasti myös Alfa Conde. Hyvät ystävät, tämä ei ole ainoa asia, joka näitä kahta presidenttiä yhdistää he ovat pyrkineet eh, tukan, eh, ampumaan alas kansalaisten huolet, eh, pidättäneet toimittajia ja mainonneet oppositiojohtajia, jotka ovat harjoittaneet demokraattisia oikeuksia, ne myös jo harjoittavat kaivostoimintaa, kuten Voxide Guinea saanut alumiinia, jota Venäjä haluaa. Se on Kiinan ulkopuolella oleva suurin alumiinikaivos. Tätä alfa tulee eniten täältä tästä maasta, joten ei se ole kovinkaan yllättävää, että Venäjän entinen Ginean lähettiläs avoimesti tuki Konden perustuslain vastaisia pyrkimyksiä pysyä vallassa. Hyvät ystävät, vuonna 2002 jälkeen 11 afrikkalaista johtaja ovat ryhtyneet kyseenalaisiin toimiin pidentääkseen omaa valtakauttaan. Alfa Conde, eh, hänestä on tulossa numero 12 tälle ei kovinkaan imartelevalle listalle. On ymmärrettävä, milloin on aika jättää tehtävä ja siirtyä muihin tehtäviin. Ginean ihmiset ansaitsevat demokratiansa ja, ja perustuslakinsa, jonka puolesta he ovat niin paljon taistelleet. Genean kansalaiset ansaitsevat parempaa. Kiitoksia. Thank you. Next Sprecher is the kollega Ötjen. Kiitoksia. Seuraava puhuja on kollega Ytjen puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, Alfa Conde oli aikanaan toivo Ginean demokraattiselle tulevaisuudella. Tänään toisen kautensa päätteeksi lykätään parlamenttivaaleja, halutaan muuttaa perustuslakia. Tämä antaa olettaa, että hän haluaa kolmannelle kaudelle, hyvät kollegat. Vielä pahempaa on se, että mielenosoituksia nujerretaan mielenosoituksia, jotka johtuvat perustuslain muutosehdotuksesta. Ihmiset sanovat, että me emme halua tätä, me haluamme demokraattiset vaalit, kuten perustuslakimme maassamme äh, määrää, mutta hallitus äh, nujertaa näitä mielenosoituksia, pidättää opposition edustajia. Tätä emme voi hyväksyä, äh, me tuomitsemme sen voimakkaasti. Me odotamme hallitukselta, että ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia noudatetaan, mutta erityisesti, että opposition eh, edustajat vapautetaan saman tien, jos heidät on poliittista syistä pidätetty, ja että eh, mielenosoitusoikeus säilyy, että ihmiset voivat mielipiteensä ilmaista. Ja parasta olisi, jos ihmiset voisivat parlamenttivaaleissa mielipiteensä ilmaista, koska demokraattiset vaalit ovat sitä, mitä että ginealaiset ovat ansaitneet ja niiden pitäisi pian eh, tapahtua. Eh, vaaleja ei saada lykätä uudestaan. Perustuslaki eh, uudistus on vedettävä pois. Alfa Conde ei voi saada kolmatta kautta, vaan Ginean kansalla pitää nyt olla sananvalta. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt EPP-ryhmästä edustaja Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kun Alfa Conde valittiin 2010, Luulimme, että tämä olisi uusi demokraattinen aikakausi alkamassa Gineassa, mutta sitten kun hän pääsi valtaan, hän, niin kuin, moni muutkin halusi pitää sitä kiinni. Ja hän oli hyvin kova kansalaisia kohtaan, jotka osoittivat mieltään. Ja hän oli aggressiivinen opposition suhteen. Nyt hän haluaa muuttaa perustuslakia, jotta hän pysyy va- pysyisi voim- vallassa pidempään. Ei olekaan mikään yllätys siis, että ihmiset osoittavat mieltään jälleen. Heidän kohtelunsa on ollut kova kourasta. Ihmisiä on tapettu, vahing- monet ovat loukkaantuneet ja nyt siksi meidän on tärkeää tästä tänään keskustella ja tehdä kaikki voitavamme, jotta yritettäisiin saada Alfa Konde pitämään kiinni entistä perustuslaista. Kiitos kollega Kiitoksia puhemies. Epädemokraattiset tapahtumat ovat nähtävissä Guinean Konakrissa. Alfa Konde on jo kymmenen vuotta johtanut maata ja aikoi nyt järjestää kansanäänestyksen, jotta saisi vielä kolmannenkin kauden. Kansanäänestys kutsu aiheutti mielenosoituksia, joihin vastattiin mielenvaltaisilla väkivallan teoilla. Siellä oli kymmeniä kuolleita, tuhansia, satoja avoittuneita. Ilmaisunvapautta ja tiedonvapautta ja mielenosoittamisen vapautta on rajoitettu rankasti poliisin toimesta. Tässä yhteydessä Euroopan unionin ja sen kumppaneiden on pidettävä silmänsä auki ja vaadittava vastuullisia vastuuta ja väärittävä selvityksiä näiden väkivaltaisten tilanteiden edessä. Olisi myös saattava oikeudenmukaiset vapaat parlamenttivaalit ja on taattava vaalikomitean riippumattomuus sekä poliittisten puolueiden riippumattomuus poliittisessa toiminnassaan Guinea-Conakrin vakaus ja sen naapurimaiden vakaus on aivan keskeistä. Ei voi olla niin, että poliittiset päät, yrittäjät vaan jatkavat toimintaa jatkuva loputtomasti. Tarvitaan valppautta myös koko kansainvälistä yhteisöltä. Tämä on tärkeä arkaluontainen hetki Ginegonakrille. Kiitoksia. Kiitoksia ID-ryhmästä. Kollega Berg, puolitoista minuuttia. Frau Präsidentin, vielen Dank. Hyvä puhemies, kiitoksia. Olen vähän yllättynyt, että Ginean tasavalta on tämän eh, kiireellisen keskustelun kohteena. Me kaikki tiedämme näistä mielenosoituksista ja väkivallasta maassa, mutta on paljon oletuksia ja epäilyjä tässä päätöslauselmassa jopa neuvosto neuvosto eh, on Amnesty International ovat varovaisia syytöksistään ja puhutaan myös väkivaltaisista mielenosoituksista hallitusta vastaan. Sitten meidän ei pidä olla yllättyneitä, jos on turvallisuusviranomaisten väkivaltaisia reaktioita. Presidentti Konde oli ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti Gineassa ja hän sanoi, että hän haluaa uudistaa perustuslakia, koska se on jäänne siirtomaa-ajalta Tämä ei ole diktatuuria. Hän ehdottaa kansanäänestystä asiasta. On myös suunniteltu vaalit, jotka mahdollistavat äänestäjille sen, että he voivat päättää Ginean tasavallan tulevaisuudesta. Yksi ongelma on myös se, että jotkut oppositiopuolueet eivät ainoastaan uhkaa boikotoida vaaleja, vaan sitä kautta vaaleja edes järjestetä. Ja tämän megafonidiplomatian eh, sijaan, jota nämä kiireelliset keskustelut eh, kuvastavat, me voisimme voisimme ehkä rakentavasti tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ihmisillä Ginean tasavallassa on oikeus valita, haluavatko he muuttaa perustuslakiaan. Kansanäänestys on demokraattinen tapa edetä. E, pidetään sormet pois asioista, jotka eivät meitä koske, eikä tehdä julistuksia, jotka voivat vakavaa tilannetta vielä heikentää. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kastaldo, yksi minuutti. Grazie. Kiitoksia puhemies. 2019 vuonna tapahtui valtavasti mielenosoituksia kaikkialla maailmassa eri kehityksen ja kulttuurin ja vaurauden tasoilta. Myös Guinea Konakrissa on yhteiskunnallinen mullistus, jossa pyydetään osallistavaa demokratiaa. 14. lokakuuta alkaen koko maassa on järjestetty mielenosoituksia epäoikeudenmukaista perustuslakia uudistusta vastaan Alfa Konden toimesta. Näihin liittyy paljon väkivaltaa sekä mielenosoittajien, mutta erityisesti turvallisuusjoukkojen taholta. Näimme, että valitettavasti liian usein käy niin, että viranomaisten vastaus koskee vain väkivaltaista tukahduttamista, mielivaltaisia pidättämisiä ja perusokauksien pidättämistä. Tilanne on hyvin huolestuttava. Meidän on ja seurattava tarkkaan, mitä siellä tapahtuu ja pyrittävä vuoropuhelun kaikkien tahojen kanssa ja tehtävä yhteistyötä alueellisten viranomaisten kanssa, jotta välitettäisiin sisällissota. Meidän on myös lopetettava aseiden vienti maihin, joissa sitä, niitä voidaan käyttää kansaa ja yleistä mielipidettä vastaan. Next, Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Marianni, puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Nyt Ranskan vaikutuksesta on kauan aikaa Afrikassa. Nyt Konakrilla on vaikea tehtävä. Halutaan vapautua kolonialistisesta per, perinnöstä ja pitäisi pitää kiinni lupauksista, joita hallitus on antanut kansan, eri kansan osille, kun ajatellaan jatkuvaa epätasapainoa näiden eri tekijöiden välillä, Guinea, Konakri kärsii ulkomaisista interventiosta se ei ollenkaan tässä auta. EU, USA voisivat älyllisesti olla eri mieltä, mutta Guinea Conakry on kuitenkin itsenäinen ja kansakunta voi vapaasti päättää, jos haluaa muuttaa perustuslakiaan. Tällä hetkellä Alfa Conde presidentti hän on suuren arvostelun kohteena, mitä tulee yleisen järjestyksen. Kyllä, väkivaltaisuus on asia, jota ei voida mitenkään hyväksyä. Ja kyllä, se, että on hyökätty mielenosoittajan vastaan, niin kuin on voitu nähdä, sitä ei mitenkään voida myöskään hyväksyä. hyväksyä. Jos haluamme jatkossakin vaikuttaa Afrikassa, haluammeko, vai haluammeko väistyä Intian, Venäjän, Kiinan edestä. Miksi suutumme tällaista perustuslaista uudistuksesta? Koska niin kuin täällä sanottiin, jo vuodesta 2000 yli 10 maata on päättänyt muuttaa perustuslakiaan tai johtavat ovat päättäneet jatkaa valtaansa. Esimerkiksi Kamerun on tällainen sama johtaja, 38 vuotta ollut voimassa. Tämä osoittaa jälleen kerran, että olemme voimattomia. Jos tänään haluamme jonkinlaisen roolin, niin kansan äänestyksen pitäisi antaa Ginean kansalaisille mahdollisuus valita tai hylätä perustuslakiuudistus. Mielestäni me tekisimme kunnia asialle, jos kansanäänestys tapahtuisi laillisesti, rehellisesti ja ginealaiset itse valitsevat oman perustuslakinsa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt puhujat puhujalistan ulkopuolelta, koska kello 12 meillä on äänestykset ja meillä on vielä yksi keskustelu. Meillä on kuusi puheenvuoropyyntöä, niin hyväksyn nyt vain per ryhmä yhden puhujan, sen joka ensimmäiseksi ilmoittautuu. EPPstä herra Sterhovski, SNDstä herra Lopez Aguilar ja GUEsta herra Wallis. Ensimmäisenä edustaja Stehovski. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, Esitän itselleni kysymyksen, miksi meidän pitäisi kyseenalaistaa tämä keskustelu. Me haluamme vaikutusvaltaa Afrikassa. Me haluamme, että Afrikalla olisi demokraattinen kehitys siirtomavallasta todelliseen demokratiaan. Minä itse olin erittäin ilahtunut, kun äh, presidentti Condé astui virkaansa 2010. Minä olen seurannut hänen äh, uraansa, hänen politiikkaansa. Se on kiinnostanut minua ja eh, minulla oli se eh, tunne, että poliittinen tilanne tässä hyvin kaunissa ja rikkaassa maassa muuttui vähitellen. Ja nyt kyllä olen ymmällä niin kun näen, mitä eh, tuossa maassa tapahtuu. Ei ole normaalia, että ihmisiä tapetaan, että turvallisuus viranomaiset toimivat näin sortavalla tavalla kansaa vastaan, että kansalaisilla ei ole pääsyä terveydenhuoltoon tai oikeusapuun. Siksi meidän pitäisi tehdä kaikki väkivallan pysäyttämiseksi. Puhemies, Afrikan johtajat, jotka, jotka valittiin demokraattisesti aikoinaan, mutta ovat sitten manipuloineet tilanteen, jotta heidät on valittu uudelleen ja uudelleen ja ovat valmiita muuttamaan perustuslakia ja, ja kutsumaan koolle niin sanottuja muka teko kansanäänestyksiä pysyäkseen vallassa loputtomasti. Nämä, tämä on merkittävä äh, rengas siinä ketjussa, joka selvittää kaikkea tätä kärsimystä ja pakkotoimia ja ahdistusta ja tukahduttamista näissä maissa ajatellaan vaikka 2009 verilöylyä, yli 50 tapausta ja 100 raiskattua ja samantapaisia tilanteita on nähty nyt. On aivan välttämätöntä, että Euroopan unioni toimii aivan äh, syiden juuressa nyt, äh, että äh, kun, kun nyt ajatellaan, että maahanmuuttajat, jotka tulevat Kanarialle näitä pakoon, niin pyrkivät Euroopan tarvitaan eh, toimia, jotka tukevat vapautta, demokratiaa ja vakautta, vakautta Gineassa ja kaikkialla Afrikan maan osalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Wallis. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Wallis. Puhemies. Päätöslauselma tuomitaan jatkuva väkivalta Ginean tasavallassa ja ihmisoikeusrikkomukset – Minäkin tuomitsen ihmisoikeusluokkomusta kaikkialla, mutta parlamentti haluaa mielellään tehdä ympäri maailmaa mutta kätkee päänsä hiekkaan, mitä tapahtuu omissa jäsenvaltioissa. 2018 marraskuusta Ranskan poliisi on jatkuvasti hyökännyt kumi kuulin mielenosoittajan vastaan journalistit David O'Fran pitää kirjaa kuolemantapauksista poliisin takia. Kaksi kuolemantapausta pääloukkauksia, murtoita pääkalloja, 43 menettänyt silmänsä, viisi menettänyt kätensä. Päätöslauselmassa kehotetaan Ginean hallitusta tunnistamaan perusoikeudet, perusoikeus vapauteen. Miksi me pyydä Ranskan valtiota toimimaan samoin? Miksi me pyydä Espanjan oh, hallitusta kohtelemaan katalaneja oikeudenmukaisella tavalla? Kiitos. Keskustelu päättyy komission jäsenen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Äh, Rova Dalli. Euroopan unioni on jo pitkään ollut Ginean kumppani. Se on valtio, joka on edistynyt huomattavasti. Se oli ensimmäiset demokraattiset vaalit 2010, joka toi valtaan nykyisen presidentin Alfa Kondeen maan vakaus ja hyvinvointi on tärkeä alueelle, kuten se on myös Euroopan unionille. Helmikuusta 2018 paikallisvaalien eh, jälkeen sosiopoliittinen tilanne on kiristynyt yhä enemmän. Tämä uusi perustuslakisuunnitelma joka antaisi presidentti Kondeelle mahdollisuuden pysyä vallassa äh, toisen ja viimeisen kautensa jälkeen. Yhdistyneet oppositiovoimat ja kansallinen äh, ähm, perustuslain puolustava rintama ovat ryhtyneet toimintaan. Tämä on johtanut ähm, mielenosoituksiin kolmatta kautta vastaan. Usein väkivaltaisesti nämä mielenosoitukset on hajotettu turvallisuusviranomaisten toimesta, opposition edustajia on pidätetty, mm, sananvapautta ei ole kunnioitettu. Äh, vuoden 2019 lokakuusta noin 30 mielenosoittajaa on menettänyt henkensä. Äh, ilmeisesti turvallisuusviranomaiset ovat ampuneet heitä. Ähm, EU on useampaan otteeseen vaatinut, että tutkitaan nämä tapaukset ja että viedään vastuuseen ne, jotka ovat äh, vastuussa. Äh, tällaisissa olosuhteissa valmistelut äh, parlamenttivaarien vaaleja varten, joiden olisi tarkoitus järjestää ensimmäinen maaliskuutta, vain lisäsivät jännitteitä. Nyt kun on esitetty mm, epäilyksiä listan, vaalilistojen luotettavuudesta. Kaksi pääoppositiopuolilta voikotoivat vaaleja. EUn suositukset 2018 ja 2019 vaativat, että äänestäjäluettelot tarkastetaan. Ne eivät kuvasta kunnolla äänestäjäkuntaa, mutta tällainen tarkastus tehtiin vain hyvin vähäisessä määrin. No, nyt sitten on ilmoitettu, että nämä vaalit yhdistetään kansanäänestykseen uudesta perustuslakiluonnoksesta, joka esiteltiin joulukuussa eh, ja joka osoittaa presidentti Konden aikomukset. Tämä on jakanut maata entisestään. Nyt on riskinä eh, suuri epävakaus ja polarisoituminen myöskin etnisten jakolinjojen avulla. EU, e Afrikan unioni, Länsi-Afrikan talousyhteisö ja Ranska ovat pyytäneet rauhaa ja helpottaneet vuoropuhelua osapuolten kesken. Kaikki haluavat uskottavaa ja luotettavaa vaaliprosessia. Tämä olisi paras tapa jotta tulos myös hyväksyttäisiin. Kun jokaisella valtiolla on tietenkin oikeus uudistaa tai päivittää perustuslakia. Perustuslain uudistuksen pitäisi perustua osallistavaan kuulemiseen, joka johtaa laajaan konsensukseen, ja se puuttuu tällä hetkellä maasta. Se, että järjestetään kansanäänestys on muutamia kuukausia ennen presidentinvaaleja, ei ole Afrikan unionin ja ECOWASin hyvien käytänteiden mukaista. Erityisesti Länsi-Afrikan alue on äh, demokraattiset äh, arvostuksensa näiden periaatteiden kautta ansainnut tässä yhteydessä Borrellin korkean edustajan mm, äh, edustaja vaati lisää vuoropuhelua, jotta väkivalta ei kärjistyisi ja jotta saataisiin avoimet vaalit, johon kaikki osapuolet voisivat osallistua. Vain jos kansalaisyhteiskunnan tilaa kunnioitetaan ja ihmisoikeusrikkomukset päättyvät, voidaan saada sellainen ilmapiiri, että tällainen vuoropuhelu saadaan aikaan. Tätä varten kaikkien äänestäjien pitäisi asettaa Ginean yhtenäisyys ja rauha etusijalle. Olemme valmiita osallistumaan tällaiseen prosessiin yhdessä kumppaneidemme kanssa, YK, Afrikan unionin ja ECOWASin kanssa. Euroopan unioni on hyvin sitoutunut Ginean ja tekee yhteistyötä myös ihmisoikeuspuolustajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja haluamme tukea kansan kestokykyäkin. Ja kriisin pitäisi olla korkealla asialistallamme. Kiitoksia. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän ja keskustelun päätteeksi ähm, Meillä on kuusi päätöslauselmaesitystä. Äänestys toimitetaan tänään. Seuraava keskustelu koskee lapsityövoimaa Madagaskarin kaivoksissa. Valitettavasti äänestysten äh, äänestyksiä silmällä pitäen olemme varsin myöhässä keskusteluissa. Nyt pyydän, ettei sitten sinisen kortin kysymyksiä esitetä, en voi niitä hyväksyä. Ensimmäisenä äh, tämän päätöslausman laatija kollega Bilde, yksi minuutti. Sorry. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Julie on 13-vuotias, mutta hän ei tule palaamaan kouluun. 20 senttiä päivässä hän saa palkkaa tukahdessa kuumuudessa kaivoksessa 80-vuotias e- Erik on Mika kaivoksessa muiden tavoin on vain noin 73 000 ihmistä, lasta, jotka tekevät vaarallista työtä rikkoen kansainvälistä oikeutta. On vaikea heittää kivellä. Maan hallitusta 2016 on tunnustettu sen pyrkimykset parantaa tilannetta. Tämä vika löytyy maailmanlaajuisesta toimitusketjusta, joka iloisesti polkee arvoja ja oikeuksia. Tästä tapauksessa 27 prosenttia Mika viennistä menee Kiinaan ja sitten Kiinasta nämä tulevat laitteina. Sääntöjen odottaminen on kuollut kirjan niin kauan, kun halvennetaan etiikkaa ja ihmiskunnan arvoja. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Roos, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, olemme kaikki tässä parlamentissa yhtä mieltä siitä, että meidän on torjuttava tämä Madagaskarilla tilanne on sietämätön eikä se voi enää jatkua pakki olisi sietämätöntä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmoittanut nollatoleranssi politiikasta koskien työtä, mutta olisi tekopyhää sanoa näin annettava, antamatta riittäviä resursseja. Ensimmäinen väline tässä on kauppasopimukset. Kaikessa pitäisi olla mukana työ, pykälä, siitä pitäisi olla siltavia sitovia kappaleita koskien lapsityötä, ihmisoikeuksia ja kehittävää kehitystä, kestävä kehitystä. Sitten due diligence menettelyt yrityksille, niiden pitää olla pakollisia. Monet jäsenvaltiot pyytävät sitä. On valvottavaa toimituksia ja vietävää myös valtiot vastuuseen OECDn mukaisesti. Sitten sitova sopimus koskee moni kansallisia yhti- yhtiöitä ja ihmisoikeuksia, joista keskustellaan YKssa komission annettavan mandaatti, jotta päästään eteenpäin tässä asiassa ja voidaan hyväksyä se nopeasti. Tarvitsemme vahvan päätöslauselman parlamentilta ja meidän nyt ryhdyttää työhön. Kiitoksia. Nächste ist die Kiitoksia. Seuraava puhuja on kollega Insir puolitoista minuuttia. Fru talman, tänk om din telefon eller bil existerar på... Hyvä puhemies. Ajatelkaapa, että teidän autonne tai teidän puhelimenne on valmistettu ainoastaan lapsityövoimalla ja sitä se on jopa ehkä aiheuttanut kuolemantapauksia. Minusta tämä on hirveää. Nämä lapset, jotka työskentelevät kaivoksissa Madagaskarilla, ovat orjuudessa. Lapset eivät kuulu kaivoksiin, he eivät kuulu edes työmarkkinoille, vaan kouluun. Koulussa heidän pitäisi pystyä kehittymään ja kehittämään unelmiaan. Joka, koko yhteiskunnalla on vastuu yrityksillä, valtioilla, kansainvälisillä yhteisöillä. Meidän on puututtava tämän ongelman ytimeen, nimittäin torjuttava köyhyyttä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin. Yritykset ympäri maailmaa, niiden on kannettava vastuunsa koko tuotantoketjussa. Ei ole mahdollista se, että ihmisoikeudet vaan sysätään syrjään ihmisoikeudet ja lasten oikeudet, niitä on kunnioitettava. Niistä ei myöskään voida neuvotella, niitä on yksinkertaisesti kunnioitettava. Ja jos on joku aihe, josta varmasti kaikki olemme samaa mieltä täällä Euroopan parlamentissa, on se, että miten kohtelemme haavoittuvampia väestönosia, nimittäin lapsia. Seuraavaksi edustaja Czarnecki, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, e, rzadko kiedy mamy do czynienia w polityce z sytuacjami takimi jak. Kun harjoitamme politiikkaa, niin helposti tulee tällaisia mustavalkoisia tilanteita. Tässä on aika vähän mietittävä, mitään oikeutusta ei tällaiselle tilanteelle voida löytää. Lähes eh, meillä kaikilla on lapsia tai lapsen lapsia. Muistamme, kun olimme pieniä itse. Ja voisimmeko ajatella tällaista työtä? Emme tietenkään, meidän on unohdettava jakolinjat keskuudessamme ja mm, sanottava tämä asia selvästi, vastustettava tätä asiaa moraalisesti. Tarvitaan vahvaa poliittista painetta niin, että tällainen tilanne ei voi enää jatkua. Meidän humanitaarinen ja talousapu on alistettavaa ehdoille niin, että tällaista käytäntöä ei enää ole. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Scholz, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tässä kun me puhumme, niin 11 000 lasta on näissä pölyisissä mikakaivoksissa Madagaskarissa, jotkut vain viisi viisivuotiaita. Tämä on todella epäterveellinen työympäristö ja ansaitsevat kuitenkin elantoaan perheelle. Kuinka kauan kauemmin voimme ignoroida lasten kohtaloon, jotka kaivavat mikaa meidän yrityksellemme? kaikki, toiseksi suurin mikan tuottaja EU ja erityisesti Viro. Niiden pitää nyt kantaa, meillä pitää kantaa vastuu ja saada aikaan äh, täsmälliset juridiset puitteet yrityksille, jotta he, käyttävät vain eettisesti äh, hankittua materiaalia. Meidän pitää toimia tällä tavalla, jos haluamme olla vakavissamme ja osoittaa nolla suvaitsevaisuutta lapsityön kohtaan. Sitä pitää tehdä konkreettia. Meidän pitää toteuttaa reilun kaupan käytäntöjä koskien tuotteita pyrkiä täyttämään YK kestävän kehityksen tavoitteen. Vetoamme komission, että se alkaa erityisen vuoropuhelun myös Kiinan kanssa, samoin muiden tärkeiden mikatuojien kanssa ja Madagaskarin hallituksen kanssa, jotta yhdessä neuvottelisivat ja pyrkisivät poittamaan lapsityön käytön Madagaskarista vuoteen 30 mennessä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Zofko, kolme minuuttia. Tämä äh, päätöslauselma on sellainen, että parlamentti äh, tuomitsee lapsityövoiman äh, käytön kaikissa muodoissa. Vetoamme Madagaskarin viranomaisiin, että niiden on ylläpidettävä lasten oikeuksia ja taattava heidän turvallisuutensa. Suuri määrä lapsia työskentelee Mikakille kaivoksissa ja tämä hinnan äh, lasku ja suuri tuonti on pahentanut työskentelyolosuhteita. Ne ovat usein hirveät ja vaarantavat lasten hengen ja terveyden. He usein kärsivät hengitysvaikeuksista, vedenpuutteesta, väkivallasta. Lapsityövoiman lopet käytön lopettaminen on ainoa tapa toimia. Tässä tarvitaan kohdistettuja toimia työmarkkinoilla, sosiaalisessa suojelussa. Madagaskar on edistynyt hieman hyväksymällä uuden asetuksen, joka vahvistaa lainsäädäntöä lapsityömaa vasta ja nostaa työtä tekevien alaikärajan 15-16. Lisäksi kaivoslainsäädäntöä uudistetaan ja vetoamme hallitukseen, että se pitäisi kiinni kansainvälistä sitoumuksista varmistaa mukaan lukien sosiaaliset ja ympäristöstandardit, säällinen työ ja lasten oikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Kuitenkin tähän mennessä viranomaiset eivät ole onnistuneet toteuttamaan rangaistuksia johtuen liian vähästi valvonnasta ja heikoista äh, lainvalvontakapasiteetista. Me äh, Euroopassa voimme myös tehdä osamme, vetoamme, että Eurooppa lisää äh, tukea hankkeille, joiden tarkoituksena on torjua lapsityövoimaa Madagaskarilla. EU on sitoutunut aktiivisesti lapsityövoiman ähm, torjumiseen kauppapolitiikkansa kautta, ja tämä olisi täysin komission puheenjohtajan lupauksen mukaista, että meillä on nollatoleranssi lapsityövoimaa kohtaa EUn kauppapolitiikassa. Arvoisa puhemies, kenenkään eikä erityisesti kenen, yhdenkään lapsen mm, tehtävä ole työskennellä epäinhimillisissä olosuhteissa. Lapsityövoiman torjunta on erittäin tärkeä elementti politiikassamme ja tällä päätöslauselmalla välitämme vahvan viestin maailmalle. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Seuraava puhuja on kollega Vautmans, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, kollegat. Me kaikki tunnemme nämä kuvat. Olemme niitä kyllä nähneet. Lapset kaivoksissa. Olen itse nähnyt omin silmin lapset jonossa pienemmästä suurempaan vähän niin kuin koulussa se näyttäisi olevan, mutta olet menossa työhön kaivon. Kun katsoo Kuka oli juuri tarpeeksi pieni, että pääsi tänne kapeaan hirrettävään tunneliin? Jos tällaista on nähnyt, silloin voin vannoa teille, että silloin kyllä tekee prioriteetin siitä, että voidaan päästä eroon lapsityövoimasta kieltää se. Mutta jos katsotaan lukuja, 152 miljoonaa lasta ympäri maailmaa ovat lapsityössä. Yksi kymmenestä lapsesta ympäri maailman joutuu töihin sen sijaan, että menisivät kouluun, sen sijaan, että leikkisivät. Ja tällä hetkellä kollegat haluan kiittää tästä. Tämä oli, nämä ovat vaikeat neuvottelut, täytyy myöntää. Monia naisia on tässä mukana. Me saimme siksi tätä kautta vahvan tekstin Madagaskarista. 9000 lapsesta Mikas kaivoksissa. Madagaskar on maailman köyhimpiä maita. Meidän pitäisi auttaa sitä luopumaan lapsityövoimasta. Siellä yksi kymmenestä lapsista tekee työtä, mutta katsotaan myös Eurooppaa. Meidän pitää ryhtyä omiin toimenpiteisiin ja minä pyydänkin komissaarto Ursula von der Leyelta. Hän on luvannut, että tästä asiasta tehdään painopiste kysymys. Ja minä kysyn teiltä, että näin tehtäisiin vielä ennen kesää, että saataisiin aikaan komission toimintasuunnitelma niin, että lapsityö voidaan juuria pois vuoteen 2030 mennessä. Kiitoksia seuraavaksi EPP-ryhmästä. Edustaja Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä on jälleen yksi päätöslausumista täällä keskustelemme mukana ovat lapset ja lapsityö. Tässä tapauksessa kiillekaivokset Madagaskarilla. Kyseessä ovat nuoret pojat ja tytöt, jopa viisivuotiaat, jotka joutuvat tekemään työtä kaivoksissa. On arvioitu, että 62 prosenttia kaivajista ovat alle 18-vuotiaita. Tämä on aivan hirvittävää. Nämä lapset eivät voi siis käydä koulua, eivätkä hyödyntää tätä potentiaalia tulevaisuudessa. Se koskettaa heidän terveyttään, erityisesti keuhkoja ja myös kasvua. Tämän lisäksi palkat ovat hyvin alhaisia. On erittäin hyvä, että pyrimme toimimaan niin, että saisimme tällaisen lapsi työn päättymään vuoteen 2025 mennessä. Tämä on komissaarien tavoite ja meidän olisi siihen pyrittävä. Kiitoksia SND-ryhmästä. Kollega Areena, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen todella suuttunut tästä keskustelusta tänään. Olen kyllä samaa mieltä, että lapsityön Madagaskarilla on tuomittava, mutta hyvät kollegat, silloin kun piti äänestää laista, joka koski due diligence-velvoitteista, siis valvonta, perusteesta yrityksissä, niin EPP oikeisto äänesti vastaan Silloin kun piti ottaa kestävän kehityksen luvut mukaan, johon liittyy seuraamukset, niin eilen Vietnamin kohdalla kuka e- esti vi, vi, lapsityötä siellä. Renew ja EPP äänesti vastaan. Silloin kun pitää taistella kaup- kansainvälisen kauppasopimuksen vastaan, kuka jossa vaaditaan seurattavuutta ja vastuuta yrityksellä, niin silloin Renew ja EPP jälleen äänestävät vastaan. Silloin kun piti varmistaa konfliktimineraalin seurattavuus, nämä samat puolueet, ei kuitenkaan kaikki, äänestävät tätäkin vastaan. Anteeksi nyt vaan, mutta jos toimitaan lapsityövoimaa vastaan ja laitetaan päätöslauselma, joka ei ole mitenkään sitova, sehän on aivan pelkkää tekopyhyyttä. Minä tue tätä, koska se on tärkeää, mutta mielestäni tällainen tekopyhyys parlamentissa osoittaa juuri, että meillä on tällainen väärä asenne asiaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Sarantsova, yksi minuutti. Thank you, Madam President, Madam Commissioner. Kiitoksia puhemies. 47 prosenttia mala. Madagaskarista nuorista lapsista ovat työssä eivätkä kuolla. koulussa. He eivät pääse, saa koulutusta, mutta lisäksi monet vaarantavat henkensä joka päivä vaarallisissa töissä, kuten kaivostyössä. Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen, oikeus tiettyyn elintasoon, joka mahdollistaa heidän fyysisen, mielellisen ja sosiaalisen kehityksen. Työ, lapsityö estää tämän. EU on sitoutunut lapsityön lopettamiseen 2025 mennessä, mutta se merkitsee, että vielä viisi vuotta kärsimystä on jäljellä miljoonille lapsille Madagaskarilla ja muualla. Ja paljon henkiä menetetään ja tulevaisuuksia tuhotaan. Meidän on tehtävä loppu lapsityöstä aikaisemmin. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voisimme tukea näitä maita nopeuttamaan lainsäädännön täytäntöpanoa ja nopeuttamaan tähän tavoitteeseen pääsemistä. Renew Europein ryhmä toteaa, komission sitoumukset on nyt saatava muutettua järkeväksi toiminnaksi. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Pirvakas, puolitoista minuuttia ID-ryhmästä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, tämän päivän aihe vaarantaa maailmanlaajuisen tuotantomallin, joka perustuu pelkästään taloudellisiin aspekteihin. Se, että lapset joutuvat tekemään työtä, jotta voidaan saada mahdollisimman halvalla tuotteita Eurooppaan, vähät välitten ympäristö- ja muista kysymyksistä. Tämä on ultraliberaalia toimintaa, tuotantokeskeistä, jota EU puolustaa ja sitten se johtuu johtaa tällaiseen hyväksikäyttöön, kuuteen juuri Madagaskarin te- kaivoksissa on tilanne. Se, että lapset pannaan töihin, se, va, va, onko se se tällainen malli, mitä EU haluaa, että lapset tekevät työtä? ID-ryhmälle tulevaisuus kuuluu pragmaattisesti paikalliselle tasolle eikä tällaiselle globaaliin talouteen. Nyt on aika palata älykkääseen protektionismiin, joka valpastaa kuluttajat huomioimaan tuotteita, joita tulee. Miten voidaan puhua ympäristöpolitiikasta täällä parlamentissa silloin, kun ihmistä puolta ei ollenkaan kunnioiteta? Miten voidaan jatkossakin antaa tuoda tuotteita Eurooppaan, jossa, jos on käytetty hyväksi lapsityövoimaa? Kansakunta tien Euroopan kautta ja protektionismin kautta voidaan lokalisoida taloutta ja silloin näin ei enää tapahtuisi. Eurooppa, joka suojelee kansakuntiaan ja kansalaisiaan ja palvelee valtiota eikä toisinpäin, silloin näin ei enää tapahtuisi. Joten hyvät kollegat, kuunnelkaa kansalaisianne ja heidän äänestystapojaan. Nyt on aika toimia. Kiitos. Merci. I would really... Kiitoksia. Todella pyytäisin, että pitäisitte kiinni puheajasta, koska tällä hetkellä meidän keskustelumme päättyy 11.59. Älkää puhuko liian pitkään. Seuraavaksi edustaja Heidi Hautala. Chair, commissioner. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Inhimillinen ympäristöön mak- mat- maksava maksettava hinta näistä puhelimista ja hienoista autoista on todella tulossa sietämättömäksi. Mehän tiedämme, että tähän tarvitaan lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa, eikä minkäänlaista tietoa tästä välity kuluttajille siitä, mistä nämä tuotteet oikeastaan tulevat. Jos parlamentti todella ottaa itsensä tosissaan ja tänään vetoaa siihen, että kaivo, että kaivoksista saatu tuotoa ei tulisi EU-markkinoille, niin tämä edellyttää sitovaa ihmisoikeus due diligence-menettelyä, johon Roy alivaliokunta on viitannut. Meidän ei pidä olla tekopyhiä. Jos haluamme päästä eroon lapsityövoimasta, niin voimme tehdä sen, mutta meillä ja tarvitaan välineitä ja mitään sen parempaa kuin tämä due diligence EU-tasolla ei vielä ole. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Bielan yksi minuutti. Pani Kiitoksia, puhemies. Lapsityövoima Madagaskarilla on yleinen ongelma. Yli 230 000 lasta työ, työskentelee kaivoksissa, heitä pahoinpidellään siellä. He jo seitsemänvuotiaana joutuvat erilaisiin kaivoksiin. He kärsivät sairauksista, heidän on pakko työskennellä hyvin vaarallisissa olosuhteissa, vaikka on otettu astu, astunut voimaan laki, joka äh, puuttuu lapsityövoimaan. Se koskee kuitenkaan yli 15-vuotiaita. Me vetoamme Madagaskarin äh, valtioon, että mm, äh, siellä huomioidaan lasten oikeudet, lapsille tarjotaan koulutusta ja toimitaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Me vetoamme komissioon, että se varmistaisi, että tulevassa Afrikka-strategiassa pidetään kiinni kestävän kehityksen tavoitteista ja lasten oikeuksista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sinčić, yksi minuutti. Mike, please. Puhemies, se seikka, että Madagaskarissa lapset tekevät jopa kaksitoista tuntia myrkyllisissä pimeissä luolissa on häpeällistä ihmiskunnalle. Tämä ei ole ainoa tällainen esimerkki. Kongossa koboltia kaivetaan ja kiinalaiset, jotka jalostavat tuotetta hyväksikäyttävät ihmisiä. Tämän yleinen nimitys on neoliberalismi. Se on vanha huono järjestelmä, joka tuhoaa kaiken ekologisesti kansallisesti. Se on järjestelmä, joka johtuen harvojen voittoja tuhoaa monien tulevaisuuden. Kyseessä on järjestelmä, joka heikentää yhteiskuntaa, ympäristöä, on kaiken vihollinen, joka, li- joka elää planeetalla. Se on kestävyyden antiteesi ja kuitenkin se tapahtuu paljon tällä hetkellä. Meidän pitää kääntää katse tulevaisuuteen ja saada aikaan systemaattinen muutos, mitä tulee raaka-aineiden, energian ja elintarvikkeiden omistamiseen. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Hetman, yksi minuutti. Szanowni Państwo, ponad milion dzieci na Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Yli miljoonan lasta joutuu työhön Madagaskarille kaivoksiin, epävarmoihin oloihin, viranomaiset ovat tehneet jotenkin parannuksia ja pyrkineet ratkaista ongelmaa, mutta tarvitaan päättäväisempiä toimia. Pyydämme, että Madagaskarin viranomaiset valvovat tilannetta tarkkaan ja välttävät väärinkäytökset ja ylilyönnit. Ja eh, estävät toiminnan silloin, kun alaikäisiä käytetään kaivoksissa valtava määrä maadagaskarilaisia elää syvässä köyhyydessä, eivätkä lapset syö tarpeeksi. Ei tätä työongelmaa, lapsityöongelmaa voida ratkaista puuttumatta köyhyysongelmaan. EU on tuettava äh, Madagaskarin kehitystä. Tarvitaan myös koulutusta. Se on tärkeää henkilökohtaisen kasvun kannalta, mutta myös äh, yleisen kehityksen kannalta koko maassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Follat, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies kun jos Madagaskarilla 11 000 ja maailmanlaajuisesti 150 miljoonaa lasta ää, ää, työskentelevät itsensä sairaaksi meidän kulutuksemme takia, niin tämä on myös Euroopan asia. Pyydän, että komissio kiireellisesti saa mandaatin, jotta se voi rakentavasti osallistua YK neuvotteluihin siitä, että saadaan aikaan sitova sopimus ylikansallisille yrityksille eh, ja ähm, todellisia ratkaisuja. Minusta olen pahoillani, että neuvosto ei tänään osallistu keskusteluun. Vapaaehtoiselta pohjalta tämä ei toimi. Äh, globaali eh, eh, tuotantoketjut eivät ole vapaita lapsityövoimasta. Siksi tarvitsemme sitavia toimia lapsityövoiman täytyy olla ehdoton kielto ja siinä täytyy olla ehtona meidän kauppassamme, koska jos yhtenä päivänä puhuu lapsityövoimasta ja seuraavana päivänä sopii kauppasopimuksista, jotka sortavat, niin silloin on tekopyhä. Tämän kaiken täytyy toimia lasten oikeuksien pohjalta. Kiitoksia. Edustaja Visnievska on listalla, mutta emme näe häntä täällä. Jos hän on salissa, niin eh, ilmoittautukaa muuten seuraavaksi kollega Biedron yksi minuutti. Thank you, Madam President. Work in... Kiitoksia puhemies. Aikuistyö, se on työtä, mutta lapsuusien työ, sitä pitäisi kutsua oikealla nimellään. Leikki, koulutus, kehitys, se on sitä lasten työtä. Lapsityö on sinällään jo käsittämätön termi. Ikävä kyllä, niinkin nuoret kuin viisivuotiaat lapset ovat yli puolet kaivostyöntekijöistä Madagaskarilla. Tämä tarkoittaa sitä, että ainakin 11 000 lasta kaivaa mika jota käytetään kaikkeen meikeistä automaaleihin. Tiedättekö, mitä tällainen tarkoittaa? Nämä lapset tekevät työtä meidän eurooppalaisten eteen. Madagaskarilla ihmiset ovat riippuvaisia kaivosteollisuudesta ja sen tuottamasta tulosta, mutta hyväksikäyttöön, lasten hyväksikäytön pitää loppua ja meidän pitää alkaa tämä toiminta täältä käsin, lopettaa omat tekopyhyytemme ja hyväksyä laki, joka kieltää lasten hyväksikäytön kautta maailman. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja on kollega Rafalska, yksi minuutti. pani przewodnicząca! nie może być żadnego usprawiedliwienia dla wyzysku. Ei voida tämän raskasta, epävarmaa, työtä. ilon tietojen mukaan maailmassa on yli 150 miljoonaa lasta, jotka joutuvat tekemään työtä suuri osa työstä on vaarallista ja tämä on ongelman ydin. Kyseessä on dramaattiset tilanteet myös Madagaskarilla, jossa köyhyys on syvää. 74 prosenttia ihmisistä elää köyhyydessä. Tämä köyhyys on tärkein syy lapsityölle. Yksi kolmesta lapsesta ei saa tarpeeksi ruokaa Madagaskarilla. äidit kuolevat sata kertaa useammin kuin Puolassa. Lapset tekevät työtä raskaissa, vaarallisissa olosuhteissa, usein kiilekaivoksissa. Me pyydämme, että Madagaskarin hallitus puolustaisi lasten oikeuksia ja tekisi lopun tästä lapsityövoimasta. Meidän toimimme pitää olla tehokkaampia. Kiitoksia. Catch the Eye-menettelyssä minulla on kuusi puheenvuoropyyntöä äh, kolmesta ryhmästä. Tekisin jälleen niin, että otan kolme puheenvuoroa, jos komission jäsen pystyy vastaamaan varsin lyhyesti niin sitten toimin näin. Jos hän ei vastusta ensimmäisenä, sitten kollega Novak yksi minuutti. Slovenia on pieni valtio, mutta siitä huolimatta meillä on hyvin läheiset suhteet Madagaskarin, koska monet slovenialaiset papit ovat lähetystyössä tuolla saarella. He eivät työskentele pelkästään pappeina, vaan he huolehtivat väestön hyvinvoinnista. Yksi parhaista esimerkistä on Peter Opeka, lähetystyöntekijä, joka äh, kiertää slummeja ja auttaa ihmisiä äh, asuttautumaan erityisille asuinalueille Mahmakuan jossa äh, vanhemmille annetaan mahdollisuus työs, asua pienissä taloissa ja lapset menevät kouluun. Hän järjestää heidän elämänsä mahdollisimman hyvällä tavalla, antaa heille työtä ja koulutusta. Tämä on paras esimerkki äh, siitä, miten voidaan auttaa kehitysmaata. Kiitoksia. Pyytäisin, että kollegat istuisivat paikalleen hiljaisesti ja sitten seuraavaksi kollega Kinnici. Si, grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Madagaskar on yksi maailman köyhimmistä maista. Lapsityövoima on virallisesti kielletty, mutta melkein neljäsosa 5-17-vuotiaista lapsista joutuu tekemään työtä – kaivoksissa, kaduilla tai kotityöntekijöinä. Hyvin tuhannet tekevät työtä Mika kaivoksissa laittomasti. Olosuhteet ovat erittäin rankkoja ja vaarallisia. Heidän, heidän terve, terveydelleen hyvin pienellä palkalla he joutuvat siellä rapimaan ke- paljon käsin näitä seiniä ja hengittämään vaarallisia pölyjä. YK on yleissopimus 93 ei voi olla vain juhlittu paperi. Lasten oikeudet eivät voi rajoittua Euroopan unionin. Euroopan on toimittava, jotta voidaan tehdä loppuun tästä sietämättömästä rikkomisesta ja aktivoitava politiikkaa, jonka kautta teollisuus toimisi vastuullisesti. Teollisuus, joka käyttää näitä tuotteita ja olisi tuottava köyhempiä maita. Hyvä komissaari, meidän on kaikkien ryhdyttävä todella toimimaan lasten oikeusten puolesta yleissopimuksen mukaisesti. Olen pahoillani, aikanne loppui. Viimeinen puhuja on kollega Daily. Pyytäisin, että menisitte istumaan hiljaa. En sanoisi, että kukaan täällä on tavannut ihmistä, joka tukee lapsityövoimaa, mutta kyllä se jatkuu. Hyvänen aika, eilen me sovimme sopimuksesta maan kanssa, jossa lapsityövoimaa käytetään. Miksi tätä ei kyseenalaistettu? mutta uskotteko, että lasten vanhemmat Madagaskarilla eivät rakasta lapsia, ne eivät halua, että menevät kouluun? Tietenkin he rakastavat ja haluavat, mutta heillä ei ole vaihtoehtoa, koska ne ovat kapitalismin, teollisen maatalouden, ilmastonmuutoksen ja kuivuuden uhreja. Ja meillä on monikansallisia yrityksiä Euroopasta, jotka siellä käyvät kauppaa. Minun mielestäni tällaiset päätöslauselmat ovat kauheita. Vedotaan näiden yritysten yritysten hyvän puoleen. Ihan kuin pyydettäisiin sudelta, ettei se söisi vuohta. Missä on sitova lainsäädäntö? Ei me tarvitse krokotiilin kyyneliä, me tarvitsemme toimintaa. Thank you. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Elena Dalli ja todella pyytäisin, että kunnioittaisitte myös komissiota ja menisitte istumaan hiljaa. Madam Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, viime kuukausina olemme nähneet joitakin vakavia häiritseviä paljastuksia siitä, miten lapsia hyväksikäytetään Mika-kaivoksissa Madagaskarissa. Me emme voi sietää tilannetta, jossa lapset pakotetaan tällaisen. Minullahan täällä kovaa kilpailua. Tämä tulee puhumisen. Hyvät kollegat, jos äh, huomasitte, niin komission jäsen keskeytti puheensa, koska täällä on niin kova meteli. Pyytäisin, että pysyt, puhu, olette hiljaa. Haloo, kuunteleeko kukaan? Menkääpä istumaan hiljaa paikoilleen tai sitten pysykää ulkona. We cannot tolerate. Emme voi kestää tällaista tilannetta, missä lapset pakotetaan tekemään töitä hirvittävissä oloissa ja heiltä evätään koulutus Suojelua tarvitaan, mutta meidän täytyy myös puuttua perussyihin. Lähes 46 000 tonnia mika, jota Madagaskar vei vuonna 18. Siitä yli 91 prosenttia kuljetettiin Kiinaan kansainvälisen kauppakeskuksen tietojen mukaan. Pääkysymys, johon pitää puuttua, on due diligence, huolellisuusvelvoitte toimitusketjussa. Kuitenkin se tehostetaan avoimuutta valtion instituutioissa Madagaskarilla mukaan lukien meidän kehitysyhteistyöapumme kautta. Tätä tämä tulee olemaan myös ensiarvoisen tärkeä. Niin kuin monet täällä tietävät, EU on jo ryhtynyt toimiin, jotta voi puuttua toimitusketjun liittyviin riskeihin. Tämä liittyy niin sanottuihin konfliktimineraaleihin, kuten, kuten tina, tantaali, wolfram, kulta. Ja EUn asetus, joka koskee due diligence-kysymyksiä, tässä tulee voimaan ensi vuonna. Sorry, commissioner. Sorry, commissioner. Anteeksi komission jäsen. Hyvät kollegat, menkää hiljaisesti istumaan, koska komission jäsen puhuu. Okay, we cannot stand by. Emme voi seisoa toimettomina silloin, kun lapsityötä joka on todella räikeä ristiriita, niin kuin täällä sanottiin. Lapsityö kaivosteollisuudessa jatkuu on kiireellistä järjestää toimintaa koskien kansainvälisiä yrityksiä, jotka hyväksikäyttävät Mikaa. Samoin Madagaskarin hallituksen pitää kantaa vastuu siitä, että puuttuu näihin ongelmallisiin olosuhteisiin ja pyrkii myötä vaikuttamaan tilanteen parantamiseen, jotta lapset, lasten oikeudet toteutuvat EUlla pitkäaikainen selkeä kanta due diligence-periaatteesta. Ei vain hallitukset, vaan myös yksityiset toimijat. Niillä kaikilla on oma roolinsa. Euroopan parlamentti järjesti tärkeän tapahtuman marraskuussa 19. Siellä tuli esille lapsityöhön puuttumisen kiireellisyys mikakaivoksessa. Se otettiin vahvasti esillä. Komission puheenjohtaja von der Leyen on tehnyt selväksi, että EUlla on nolla toleranssi lapsityön suhteen. EU johti lasten oikeuksien päätösosaman laatimisessa, joka hyväksyttiin YK yleiskokouksessa kolmannessa komiteassa viime vuonna. 20, 2021 vuosi julistettiin kansainväliseksi vuodeksi, jolloin pitää juuria pois lapsityö. Komissio tulee pian julkaisemaan äh, tutkimuksen huolellisuusvelvoitevaatimuksista vaatimuksista toimitusketjussa. Siinä tutkitaan tämänhetkistä asetuksen lainsäädäntöä ja ehdotuksia ja miten voidaan säännellä due diligence-kysymystä yritysten omissa toimissa ja myös puuttuen toimitusketjuun, jos tapahtuu pahimpia ihmisoikeusrikkomuksia ja ympäristörikoksia mukaan lukien myös ilmastovaikutukset ilmastonmuutosvaikutukset. Sisämarkkinoilla ei ole pragmaattista kohdella eri tavalla asioita ja tästä hyötyisi koko EU. Meidän pitäisi tehdä yhtäiset mahdollisuudet selväksi ja luoda oikeudellista varmuutta yrityksille samoin kuin tarttua mahdollisuuksiin, joita syntyy kestävän politiikan siirtymävaiheesta. EU seisoo täysin tämän aloitteen takana, jotta puututaan riskeihin toimitusketjussa aivan erityisesti lapsityöhön. Jatkossakin tulemme tekemään työtä kauppasopimusten kehitysprojektien ja muiden kansainvälisten hankkeiden yhteydessä Madagaskarilla ja muuallakin, jotta tätä kautta puuttuisimme perussyihin, kuten sosiaalinen ja taloudellinen haavoittuvaisuus eri yksilöiden kohdalla, työntekijöiden ja heidän perheidensä kohdalla, jotka sitten pana, pan, laittavat lapsensa tällaiseen työhön. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Keskustelun päätteeksi on jätetty seitsemän päätöslauselma-luonnosta, joista äänestetään tänään, eli nyt heti kohta. Sydämelliset kiitokset. Dear colleagues, shall we start? Hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa? Ennen kuin aloitamme äänestykset, minulla olisi ilmoitus. Renew-ryhmä, Renew Europe-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle seuraavista päätöksistä, jotka liittyvät nimityksiin. Katalin Tsech korvaa Dantin ulkoasianvaliokunnassa, Nikola Danti korvaa Katalin Tsehin ITRE-valiokunnassa. Nämä päätökset astuvat voimaan samana päivänä, kun niistä nyt ilmoitamme. Nyt aloitamme äänestykset. Työjärjestyspuheenvuoroko? Voorzitter, een eh, punt van order. Puhemies, puheenvuoro. Voitteko kysyä palvelulta? Laittaa me no, valtavasti sähköposteja viime aikoina aina samasta asiasta. Ja voitaisiin kuitenkin teknisesti puuttua tällaiseen. 600 sähköpostia on tullut. Tämä tekee meidän työmme kyllä tosi hankalaksi. we took We took notes. Uh, I will inform... Panemme tämän merkille ja ilmoitan yksiköille tästä asiasta lisään tietona. Vain voin todeta, että voitte itse asettaa suodattimet sähköpostiohjelmaanne halutessanne. So now we'll start. Nyt aloitamme Ensimmäisenä äänestämme Guinea ja erityisesti mielenosoittajiin kohdistettu väkivalta päätöslauselmasta kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana äänestämme lapsityövoimasta Madagaskarin kaivoksissa. Ensimmäisenä äänestämme ID-ryhmän päätöslauselmasta. Äänet puolesta kättä no- nostamalla. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Seuraavana äänestämme yhteisestä päätöslauselmasta kuudelta poliittiselta ryhmältä. Tarkistukset yksi seitsemän identtisiä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti raukeaa. Seuraavana tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme. Koneäänestys. Tarkistus kahdeksan alkaa. Ja päättyy. Hylätty. seuraava tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. On pyydetty tarkistusta. Voimmehan me tarkistaa. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Pahoittelen. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. The vote is open. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ei mitään tarkistusta, kiitos. Tarkistus kolme nimen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 5. Kättä nostamalla. Työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Machine didn't work in the last vote, so it is... Slide ei toiminut viimeisessä. Ihan totta. Teidän täytyy nyt laskea muuten minun ääneni mukaan. Suokaa anteeksi. According to the rules of procedure, Työjärjestyksen mukaan mikään ei muuta äänestystulosta. Toimiko koneenne muissakin äänestyksissä vai eikö se toiminut ainoastaan tässä edellisessä? Of winning president, but okay. That's the rules of procedure. If your, if your machine does... Työjärjestyksen mukaan, mikäli kone ei toimi, niin on löydettävä toinen paikka, josta äänestää. Seuraavana tarkistus viisi kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Seuraavana päätöslauselma kokonaisuudessaan kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. We move on to Metsola report. Seuraavana Metsolan mietintö. Väliaikainen sopimus. Nimen hutainestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. hyväksytty. Euroopan parlamentti on nyt saattanut päätöksen ensimmäisen käsittelynsä. Seuraavana äänestämme päätöslauselmaesityksestä EUn painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK-toimikunnan istunto varten. Ensimmäisenä ECR-ryhmän päätöslauselmaehdotus äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä hylätty. Seuraavana päätöslauselma ehdotus viideltä ryhmältä tarkistus viisi, äh, kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta yksi, kohta yksi, alkuperätekstin puolesta. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, just to say, chair. Halusin vain sanoa, puhemies, että äänestyksestä, joka tarkistimme, niin uh, tuossa ruudulla oli väärä tarkistus. Äänestimme ensimmäistä, emme toisesta. Mm -hmm. What was on the screen? We checked on the second part, if I remember correctly. Tarkit, Tarkistimme muistaakseni tuon kakkososan, tarkistuksen yksi kohta kaksi. No, no, no, no, it was Mr. Freund. Yeah. Okay, we continue. Menemme eteenpäin. Kohta yksi, kohta M. Alkuperäteksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Paragraph 1, M, original text. Kohta 1 M, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kohta 1 V, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kohta 1 X, alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty toinen osa, nimen huuto, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kolmas osa, äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Kohta 1AA, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 1, BB, alkuperäinen teksti 2, osa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yksi JJ, alkuperäinen teksti, äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Johdotukappale F, alkuperäinen teksti, kaksi osaa, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty toinen osa, nimen huuto, äänestys alkaa. Ja päättyy. Yritetäänpä koho, kaksi kohtaa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. ja päättyy, hyväksytty. Sitten johdantokappale M, kättä nostamalla puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Nyt ennen kuin menemme loppuäänestykseen päätöslauselmasta kokonaisuudessaan, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että korttia ei pitäisi ottaa koneesta ennen kuin Äänestys on päättynyt. Muussa tapauksessa äänen ei rekisteröidy. Eli nyt loppuäänestys, koneäänestys alkaa nyt. The vote is closed and it's adopted. Ja päättyi, hyväksytty. Thank you, have a great weekend. Kiitoksia ja oikein mukavaa viikonloppua.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 Can I ask you, colleagues, for those who... Hyvät kollegat, ne jotka teistä ei halua esittää äänestysselityksiä, pyydän teitä poistumaan hiljaisuuden vallitessa niin, että voimme mennä eteenpäin näihin äänestysselityksiin. Kiitoksia. No, tady to rozbity nějaký. Jo, to se Colleagues, could you please leave the chamber if you do? Hyvät kollegat, mikäli ette halua jäädä seuraamaan äänestysselityksiä tai esittää niitä itse, voisitteko poistua salista hiljaisuuden vallitteessa, koska teidän no, keskustelunne häiritsevät muita. So now we come to the explanation of votes and we start with... No niin, sitten äänestysselityksiin. Aloitamme Metsolan mietinnöstä. Ensimmäinen puhuja tässä. Hyvät kollegat. Pyydän hiljaisuutta, kun poistutte salista. Kiitoksia. Ensimmäinen puhuja, edustaja Ranka, yksi minuutti. Puhemies, Hyvät naiset ja herrat, suurella tyytyväisyydellä kuulen, että Frontexilla on nyt uusi väline petosten torjumiseksi. Asiakirjojen väärentäminen on hyvin tuottoisaa väärentäjille ja haluan huomauttaa, että köyhät ihmiset eivät voi tällaisia hyödyntää. Näillä ansaitsee hyvin paljon rahaa ja tämä on suuri riski EUlle ja koko maailmalle ja rikolliset verkostot, jotka väärennettyjä asiakirjoja panevat kiertoon. He, hyötyjiä ovat ne, jotka on jotain piiloteltavaa he vaarantavat järjestyksen. Tämä on hyödyllinen väline ja olen iloinen, että Frontex tämän saa ja voi nyt sitten seurata tällaisia väärennöksiä. Next speaker is Mr. Brudzinski. Seuraavana edustaja Brudzinski, yksi minuutti panie przewodniczący! szanowni państwo! oczywiście puhemies hyvät naiset ja herrat minä tietenkin äänestin tämän ratkaisun puolesta joka mahdollistaa sen että voimme torjua rikoksia eli siis asiakirjojen väärennöksiä. Tämä mahdollistaa sen, että rannikkovartiosto voi tehdä yhteistyötä. Frontex ja nämä jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka vastaavat asiakirjojen luotettavuudesta, Eh, Heidän täytyy olla nopeampia kuin rikollisten. Siksi vetoan komission. Tämän asetuksen pitäisi astua voimaan mahdollisimman pian. Se pitäisi toteuttaa mahdollisimman pian. Jäsenvaltiot tarvitsevat välineitä, jotta ne pystyvät tehokkaammin eh, torjumaan tällaista rikollisuutta. Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin Päätöslauselmaesitys, joka koskee EUn painopisteitä naisten asemaa käsittelevän YK toimikunnan 64. istuntoa varten. Ensimmäisenä puhujana on täällä edustaja Rail. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan. Tietenkin me kannatamme naisten oikeuksia, meidän täytyy niitä mm, puolustaa, mutta tässä vaaditaan äh, hölynpölyä niin kuin äh, seksuaalista varhaiskasvatusta, jotta voidaan tukea sukupuoli-identiteettiä. Minun mielestäni niin tämä on ihan sairasta. Meillä on ihan toisenlaisia ongelmia. Saksassa eh, joka kolmas päivä murhataan nainen ja vuodesta 2013 murhien määrä on kasvanut huomattavasti. Kotiväkivalta on lisääntynyt vuodesta 2014 silloin se oli 103 000 tapausta, nyt se on 114 000 tapausta. Ja tekijät ovat yleensä maahanmuuttajia ja hyvin usein uhritkin. Minulla on lukuja koti alueeltani Essenistä, kotikaupungista Essenistä. Naiset, jotka menevät turva, taloihin ovat 70 prosenttisesti maahanmuuttajia. Nämä ovat todellisia ongelmia ja niihin meidän pitää puuttua. Kiitoksia. Mrs. Johon, one minute sitten edustaja Soro. Puhemies, hyvät kollegat, tässä tämän mukaan Euroopan parlamentti esittelee päätöslauselman YK naisten aseman käsittelevän kokouksen. Tässä tekstissä ei ole mitään tuhansista murhatuista nai, nuorista naisista, ei mitään 16-vuotiaan rodusta, joka kuristettiin Salominissa. Se ei ole Irakissa, se ei ole Afganistanissa oleva kaupunki, eikä myöskään Kolumbiassa, eikä Bronxissa. Salomin on Euroopassa, täällä Ranskassa nimittäin, mutta on todella tuhat jo, valtavia määriä väkivaltatapauksia Ranskassa joka päivä. Kyllä te tiedätte nämä tapaukset ja nyt pyydetään, että kaikkien YK ja EUn toimielimien toimintaa jollakin tavalla lohkottaisin, haluatteko kaikki ihmiset jotenkin etiketöidä ja leimata ja merkitä – Teidän paperin ne tuomitsee ihmiset ikuisesti ja edelleen väkivalta jatkuu. Haluaisin, äh, siis tuin ECR-kollegoiden tekstiä ja äänestin tätä tekstiä vastaan. Mr. Tomak, one minute. Tomak, yksi minuutti. votat pentru această rezoluție. Hyvä puhemies. Äänestin tämän tekstin puolesta. Mielestäni se on ratkaisevan tärkeä de orice fel în ceea ce privește genul. Deci femeile trebuie... Naisten pitäisi tulla suojelluksi e, jatkossakin. Meillä on Euroopassa naisia, jotka tulevat köyhältä alueelta, jotka kokevat tällaista päivittäistä syrjintää. Heillä ei ole korva, eivät saa korvauksia, heillä ei ole tasa-arvoista järjestelmää eläkkeissä. Meillä on siis jatkossakin tämä ongelma myös Euroopassa ja meidän on kiinnitettävä tähän huomiota, joten minä kannatan sitä, että naiset ovat paremmin edustettuina, kannatan väkivallan, kaikenlaisen väkivallan torjumista ja ainoastaan sitä kautta, että meillä on korkean tason politiikka, pystymme tätä ilmiötä torjumaan. Kiitoksia. Mrs. one minute. Edustaja Hyvät kollegat, nyt toista kertaa äänestetään tasa-arvokysymyksestä viime viikolla täysistunnossa. Tämä koski epätasa-arvoista tulotasoa näistä, mistä välillä nyt sitten puhutaan EU-prioriteeteista, YK, naisten aseman ja kyse ja jälleen kerran tässä tekstissä, joka siis sai suuren enemmistön äänestyksessä tueksen. Jälleen kerran luen täältä, että ratkaisu vähentää epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä on siinä, että lisätään naisten eläkkeitä ja sitten toisaalta, toisaalta pitää kehittää äh, eläkejärjestelmää tukea, jota annetaan äh, leskille. Olen nähnyt, että kollegat Ranskan Renew-kollegat ovat äänestäneet tämän tekstin puolesta niin kuin mekin, ja tässä halutaan tuomita tällaisen kaksinaisen käyttäytymisen, koska nämä kollegat äänestävät tämän tekstin puolesta, ja samanaikaisesti Ranskassa hallitus, joka edustaa, Emmanuel Macron edustaa, on rajoittamassa äh, näitä eläkeoikeuksia. Tämä on todella kaksinaismonareus. Halutaan tällaista tasa-arvoa, niin pitää toimia toisin. Kiitoksia. Our final speaker is Mr. Olekas. Ja viimeisenä edustaja Olekas, yksi minuutti. Lyčių lygybė yra ne tik visuomenės Kiitoksia puhemies. Sukupuolta tasa-arvo on yksi yhteiskunnamme perusperiaate, mutta se on myös tar- tarpeen, jotta voidaan to- torjua köyhyyttä. Meidän on toimittava aktiivisemmin tällä alueella. Erityisesti meidän on pyrittävä torjumaan erityyppistä syrjintää. Meidän on aktiivisemmin pyrittävä pääsemään eroon maksukuilu, palkkakuilusta ja eläkekuilusta. Meidän olisi rohkaistava naisia eh, kouluttautumaan enemmän, erityisesti niillä alueilla, joissa naisten edustus on vielä hyvin alhaista. Meidän olisi myös torjuttava naisiin kohdistuvaa ja tyttöihin kohdistuvaa väli, väkivaltaa mukaan lukien ihmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö, pakkoavioliittot, eh, sukupuolielinten eh, silpomiset, ja lopetettava naisten käyttäminen kilpenä sodissa. That concludes the list of speakers. The sitting. Tähän päättyy puhujalista. Keskeytämme istunnon kello 15 asti. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kollegat. Istunto jatkuu. Eilisen kokouksen pöytäkirja on saatavilla. Onko kommentteja? Kiitos. Sitten pöytäkirja on hyväksytty. Esityslistalla meillä on nyt komission julkilausuma liikenneturvallisuudesta. Muistutan teitä siitä, että voitte pyytää sinisen kortin kysymyksiä, e, että e, ylimääräisiä puheenvuoroja sekä perinteisellä tavalla että sähköisesti. Ja ohjeet löytyvät e, täysistuntosalin ovilta. Nyt aloitan keskustelun. Ensimmäisenä puheenvuoron saa komissio, komission jäsen Valean. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Kiitoksia puhemies. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Ja kiitoksia siitä, että näin tärkeä aihe on tänään e, esityslistalla. Se on minulle liikennekomissarina hyvin tärkeä, erityisesti siksi, että saan näin mahdollisuuden jakaa ajatuksiani kansan ennen kuin matkustan Tukholmaan 20. tai 19. helmikuuta siellä pidetään kolmas äh, globaali ministerien äh, maantieturvallisuuskonferenssi. Meidän velvollisuutenamme on tehdä kaikkemme, jotta voimme suojella Euroopan kansalaisten eh, henkeä ja terveyttä. 20 000 ihmistä Euroopassa menettää henkensä vuosittain 135 000 kärsii vakavista vammoista. Nämä ovat sietämättömiä lukuja. Meidän on tietenkin tehtävä enemmän niin meidän tarvitaan enemmän tukea ja toimia. Tieturvallisuus tulee olemaan prioriteettikaudellamme. Teidän avullanne voimme tehdä tästä prioriteetin koko Euroopan unionia varten. Ei pidä unohtaa kuitenkaan sitä, että Euroopassa on edistytty valtavasti liikenneturvallisuuden alalla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olemme maailman turvallisin alue ja meillä on paljon kokemusta ja hyviä käytänteitä, joita voimme jakaa Tämä on nyt mahdollisuus todelliselle eurooppalaiselle johtajuudelle. Maailmanlaajuisesti 1,3,5 miljoonaa ihmistä kuolee maateillä joka vuosi. Tieonnettomuudet tappavat eniten nuoria maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuinen tavoite laskea puolittaa menehtyneiden määrä äh, umpeutuu tänä vuonna, eikä tähän tavoitteeseen ole saavutettu, eikä sitä tulla saavuttamaan. Tämän ei tarkoita, että meidän on laskettava rimaa. Euroopan on toimittava eturintamassa niin, että pyritään pääsemään tähän maailmanlaajuiseen äh, kuolemantapauksien äh, vähentämisen tavoitteeseen. Ja sanon tämän hyvin selvästi Tukholmassa infrastruktuuriministeri esittelee siellä niin sanotun Tukholman julkilausuman, jossa vedotaan uudistu, uudistettuihin tavoitteisiin ja ponnisteluihin tuen tätä vahvasti ja toivon, että se suunnittelusti hyväksytään. Seuraava askel koskee YK yleisneuvoston päätöslauselmaa. Komissio tukee vahvasti prosessia, joka on johtanut tähän päätöslauselmaan. Olemme tehneet työtä Genevassa ja YK New Yorkissa. Mutta tulokset ovat tärkeimpiä. Loppupeleissä Euroopassa olemme soveltaneet turvallinen järjestelmä lähestymistapa, joka on kokonaisvaltainen järjestelmä, joka perustuu yhteistyölle, hyvälle hallinnolle ja jaettulle vastuulle. Siinä puututaan kaikkiin osa-alueisiin, infrastruktuuri, ajoneuvot, ja onnettomuuden jälkeinen hoito. Inhimillisiä virheitä tulee tapahtumaan ja näitä pyritään kompensoimaan ajajat ja muut tienkäyttäjät tulevat jatkossakin tekemään virheitä maanteille, niin kuin he ne tekevät muuallakin, koska virheet ovat inhimillisiä eri alkoholia huumeet ja muut huomioon rahtumiset pahentavat. Kuten tiedätte, YK, EUn ministerit ovat tukeneet näitä tavoitteita, kautta puolitettaisiin menehtyneet ja vakavat vammat vuoteen 2030 mennessä ja komissiolla on tästä hyvin kunnianhimoinen toimintasuunnitelma. Ensimmäisiin konkreettisiin toimiin on jo ryhdytty viime vuonna Euroopan parlamentin vahvan tuen ansiosta. Saimme vahvistettua EU-sääntöjä sekä turvallisen infrastruktuurihallinnoinnin että ajoneuvoturvallisuuden alalla. Edelleen edistämme kunnianhimoista lainsäädäntöä tällä kaudella ja odotan keskusteluja teidän kanssanne koskien yksityiskohtia näistä tulevaisuudessa, mutta tätä odellessa meidän tehtävä työtä, tehtävä työtä kumppa niin hengessä. Tämä on turvallisen liikenteen lähestymistavan ytimessä. Teidän ja lainsäteinä on todella, ja komission ja kaikkien muiden osapuolien on tehtävä työtä, että päästään kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja tietenkin on edistettävä vaalipiireissä näitä toimia. Kun katsotaan eteenpäin, on selvää, että liikennealalla on merkittäviä muutoksia. Ilmastonmuutos edellyttää päästöjen vähentämistä ja digitalisointi taas avaa uusia mahdollisuuksia helpommalle ja turvallisemmalle, puhtaammalle liikkumiselle. Nyt keskitymme meidän olisi löydettävä uusia liikennemuotoja, kaupunkeihin niin mitä se merkitsee haavoittuville tienkäyttäjille. Ja on pohdittava, mitä vaikutuksia tulee automaattisista autoista. Meidän on johdettava tätä muutosta ja pidettävä huoli siitä, että, että pidetään kiinni no- uhrittomuustavoitteista. Arvostan suuresti tämän asian käsittelyä ja odotan nyt keskustelua kanssanne. Kiitoksia. Madam Commissioner, now... Kiitos oikein paljon komission jäsen. Nyt sitten poliittisten ryhmien puolesta puhujat. Ensimmäisenä EPP ryhmästä edustaja Thun, olkaa hyvä. And this is what I read in bold. Luin tänään lihavoidulla lehdestä ensimmäisen 40 vuoden, vuoden päivän aikana sata jalankulkijaa sai äh, kuolemansa Puolan teillä. 60 prosenttia näistä kuolettavista onnettomuuksista tapahtui äh, jalankulkuylityksissä. Minäkin olen tyytyväinen puhemies kollega, että tämä asia on esillä tämän päivän istunnossa, koska tieturvallisuus, siinä on kyse elämästä todella kirjaimellisessa mielessä ja tilanne Euroopan teillä on dramaattinen. Viime vuonna EU hyväksyi maailman edistyneimmän sitovan ajoneuvoturvallisuusasetuksen. Te varmasti muistattekin tämän. Se tulee, sitä aletaan soveltaa heinäkuusta 2022. Se tulee vähentämään liikenneonnettomuuskuolemia merkittävällä tavalla, mutta monet sanovat, että parhaatkin tekniset ratkaisut eivät paranna teidän tilannetta, jos tien käyttäjät käyttä, käyttäytyvät vastuuttomasti. EUn täytyy kouluttaa, näin sanotaan usein, mutta ikävä kyllä EU-toimielimillä ei ole koulutuksen alalla toimivaltuuksia tai TV-ohjelman järjestämisessä tai ei ajo ajokoulukurssien järjestämisessä tai muussa sellaisessa. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat, meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa paljon läheisemmin, jotta voidaan saavuttaa merkittävät vähennykset kuolemantapauksessa johtuen liikenneonnettomuuksista. Kyllä, komissaari, se on meidän pyrkimyksemme saavuttaa äh, nolla tavoite tässä ja meidän pitäisi valmistaa ta- tarkka edistymiskertomus, miten tässä pitää toimia mahdollisimman nopeasti. Meillä on myönteisiä esimerkkejä kaupungeista, kuten Lontosta, Helsingistä, Oslosta. He on, ovat onnistuneet vähentämään tai jopa juurimaan kokonaan pois kuolemantapaukset liikenneonnettomuuksien yhteydessä. Me, meidän pitää käyttää hyväksemme näitä esimerkkejä ja suurta menestystä haluan toivottaa teille kaikille tai meille kaikille. Kiitos oikein paljon. Sitten SND-ryhmän puolesta Edustaja Danielsson, kolme ja puoli minuuttia. Tack, tack för ordet. Också tack till Valian för din inledning. Kiitos puheenvuorosta ja kiitos myös komission jäsen Valianille alustuksesta. 500 000 ihmistä, äh, eh, 500 ihmistä, 500 ihmistä kuolee joka viikko Euroopassa eh, teillä ja ähm, tämä on aivan kuin kaksi jumbojettia eh, joutuisi onnettomuuteen jatkuvasti. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä. No, usein kuolee lapsia ja nuoria, mutta usein myöskin ihmisiä alhaisen tulotason maista. Mm, me haluamme vähentää tieliikennekuolemia, mutta myös loukkaantumisia. Tuo luku on vielä paljon aivan liian suuri on tärkeää, että me EU:ssa eh, jatkamme tätä nolla eh, tasovisiota, jota komission jäsen Valean halusi priorisoida. Meidän täytyy myös eh, yrittää saavuttaa YK kestävän kehityksen tavoitteet. Jos pystymme toimimaan nopeammin, niin toimitaan sitten nopeammin. Jos onnistuimme puolittamaan tieliikennekuolemien määrän, niin se olisi oikein hyvä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Ruotsin infrastruktuuriministeri, puoluetoverin Tuumas Enruut, isännöi tätä globaalia konferenssia Tukholmassa ensi viikolla. Meidän on lisättävä tieliikenneturvallisuutta kaikille matkustajille, myös jalankulkijoille, kaikille, jotka teitä käyttävät, myös rakennustyöntekijöille. Äh, kuten kuuli, komission jäsen sanoi, monet näistä onnettomuuksista voitaisiin ennaltaehkäistä. Täytyy viattomat äh, sivulliset ottaa paremmin huomioon. Kaikkien pitäisi tuntea olonsa turvalliseksi, kun he pyöräilevät tai kävelevät työhön tai kouluun. Jos meillä on parempaa infrastruktuuria, pystymme paremmin analysoimaan nopeusrajoituksia, niin se tarkoittaa, että meillä olisi turvallisemmat tiet, mutta myös vähemmän päästöjä. Ja tämä auttaa meitä saavuttamaan ilmastotavoitteet eh, tieturvallisuuden kautta. EU-rahoitus, infrastruktuurirahastuksen, sen pitäisi aina kattaa eh, tieturvallisuusulottuvuus. Meidän on lisättävä vaatimuksia meidän on varmistettava, että ajoneuvotestejä sopeutetaan. Tämä viimeinen asia on erittäin tärkeä. Huolimatta siitä, että puolet maailman väestöstä on naisia, niin tutkimukset osoittavat, että naisten riski kuolla autoonnettomuudessa on 70 prosenttia suurempi kuin miesten. Yksinkertaisesti siksi, että ajoneuvojen mm, onnettomuustesteissä ei käytetä naista naisia edustavia nukkeja. Meidän täytyy ryhtyä käyttämään uudenlaisia nukkeja näissä testeissä, jotta sitten autot olisivat turvallisia onnettomuudessa, oli sitten mies tai nainen. Toivon, että tämä tämänpäiväinen keskustelu lähettää viestin on konferenssi, joka järjestetään ensi viikolla, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä saavuttaaksemme maailmanlaajuiset tavoitteemme ja pelastaaksemme ihmishenkiä. Ja sitten haluan sanoa, että tämän puheeni aikana yhdeksän ihmistä on kuollut tieliikenneonnettomuuksista. Se on aivan liikaa. Meidän täytyy nyt tehdä työtä, jotta tämä saataisiin päätöksen. Now on behalf of the Renew... Kiitoksia Renew Europe-ryhmän puolesta. Edustaja Flego, neljä minuuttia. Poštovana povjerenice, svakog dana na europskim cestama pogine... Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissaari. Joka vuosi 500 ihmistä kuolee Ja ehkä me kaikki tunnemme jonkun, jonkun läheisen tai tutun, joka on kuollut näin. Ja me kaikki pelkäämme lähestymme puolesta ja heidän turvallisuutensa puolesta. Olemme hyvin tietoisia, miten liikenne tur, mikä on liikenneturvallisuustilanne maanteillä ja muualla ja miten näitä kuolematapauksia voitaisiin välttää. WHO on mukaan jopa 1,35 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain maailmassa. Ja vieläkin huolestuttavampaa on, että aika suuri määrä näistä henkilöistä on nuoria 5-25 vuotiaita. Nämä luvut ovat mahdottomia hyväksyä. Tämä on aivan liiallinen hinta ihmisten liikkuvuudesta. On tällainen nolla toleranssipyrkimys ja meidän pitäisi soveltaa sitä tieliikenteeseen. Tarkoituksena oli päästä tähän jo vuoteen vuosina 2010-2020, mutta emme saavuta näitä tavoitteita. Ne ovat liian kunnianhimoisia. Ei olla pystytty tähän. Meillä tietysti täytyy olla kunnianhimoisuutta, mutta pitää olla myös realistinen tavoitteiden suhteen. Maat, joissa turvallisuus on erityinen ongelma, ovat Bulgaria, Romania ja Kroatia EU:ssa. Näissä maissa kaksinkertainen määrä keskimääräisesti kuolee maanteillä kuin verrattuna koko Euroopan keskiarvoon – autonajajat eivät ole niin hyviä kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa. Näissä maissa on myös vanhemmat ajoneuvot käytössä, huonommat tiet. Siis tämä ei joudu siis pelkästään kuljettajien taidoista. Tulkki Emme voi saavuttaa tavoitetta ilman että todella käytetään hyväksi teknologiaa, jota voidaan ottaa käyttöön maantieliikenteessä. Kyseiset teknologiat edistyvät tavallaan joka päivä, mutta meidän pitää miettiä, kuinka paljon aikaa tarvitsemme tämän kaiken uuden soveltamisen ja käyttöönottoon. Myös ö, autojen yhteiskäyttö, autonomiset ajoneuvot, kuuluvat näihin teknisiin ratkaisuihin. Sitten täytyy huomioida hiilidioksidipäästöt. Se pitää myös ottaa huomioon. Tämä on ongelmana kaupungeissamme. Uudet teknologiat voisivat auttaa vähentämään inhimillisiä virheitä. Ja inhimillinen virhe on jopa 90 prosenttisesti syynä liikenneonnettomuuksiin. Vuoteen 2030 mennessä meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan parannettua selkeästi liikenneturvallisuutta. Tarvitaan hyvää infrastruktuuria ja sen ylläpitoa, koska tarvitsemme parempia teitä niin, että voidaan tätäkin kautta vähentää onnettomuuksien vaikutusta, jos niitä yleensä on. Meidän pitäisi myös vähentää erilaisia veroja euro viiden kohdalla, koska tämän tyyppiset ajoneuvot ovat kuitenkin parhaita ajatellen onnettomuusturvallisuutta. Meidän pitää toimia myös tai taistella tehokkaasti tieturvallisuuden eteen. Tarvitaan koulutusta, se on todella tärkeää. Ehkä se ei ole niin kiehtovaa kuin uudet teknologiat, mutta suurin osa nuorista on nyt vaaran uhattuna, koska he eivät ole niin kunnolla tietoisia siitä, mikä merkitys koulutuksella on. Komis... Emme halua, emme hyväksy yhtään kuolemaa lentoliikenteessä, liikenteessä, joten tästä pitää tehdä samanlainen tavoite myös tieliikenteen osalta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten vihreiden Euroopan vapaan allianssin puolesta edustaja Mets, kaksi ja puoli minuuttia. Madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Tarin. Arvoisa komission jäsen EU-ssa kuolee joka viikko noin 500 ihmistä teillämme kaksi täyttä lentokonetta, jotka me emme ikinä hyväksyisi näin paljon liikennekuolemia lentoliikenteessä. Miksi hyväksymme sen sitten tieliikenteessä vuosittain? Arvioidaan, että tämä maksaa meille noin 280 miljoonaa euroa ja tähän päälle tulevat inhimilliset eh, tragediat. Siksi toivotan tervetulleeksi EUn liikenneturvapolitiikan mukaiset sitoumukset, esimerkiksi että liikennekuolemien määrä pitäisi puolittaa. Tämä keskipitkän aikavälin tavoite on avoin, jotta tämä visio nolla vuoteen 2050 voidaan saavuttaa teknologisen edistyksen ja tekoälyn kautta. Liikenneturvallisuutta voitaisiin huomattavasti parantaa ja koska 94 prosenttia onnettomuuksia on sellaista, että siinä on inhimillinen tekijä mukana. Täysin automatisoitu tieliikenne tuo uusia riskejä ja haasteita mukanaan, joihin on puututtava. Esimerkiksi uusia infrastruktuureja automaattisesti ajaville autoille, eettiset kysymykset, tietoturvakysymykset, samoin kuin ympäristökysymykset. Mm, kun kyse on jalankulkijoista ja pyöräilijöistä, niin he harvemmin aiheuttavat vakavia onnettomuuksia, mutta ovat suurimmassa vaarassa ja vain noin kolmas osa kuolemantapauksista on pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Me tarvitsemme uudenlaista kaupunkisuunnittelua, jossa jalankulkijoilla, pyöräilijöillä ja julkisilla liikennevälineillä on etusia. Me tarvitsemme EU-strategiaa turvallista ja kestävää liikkuvuutta varten, kuten itsekin sanoitte, hyvä komission jäsen, ja tämä ilahduttaa minua. Teillä on strategia, strategiaan liittyvät toimenpiteet, ja toivon, että tulette pitämään sananne ja että liikenneturvallisuus tulee tulevina vuosina olemaan tärkeä prioriteetti teille. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten ECR-ryhmän puolesta edustaja Zlotowski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Kun puhumme turvallisuudesta maan teillä. Puhumme jalko, jalankulkijoista ja pyöräilystä. Tämä on suuri haaste jäsenvaltiolle ja komissiolle. Katsokaapa tilastoja. On helppo nähdä, että, että hengen vaatineet onnettomuudet liittyvät maantietoon. Vähiten kehittyneillä alueilla on tilanne pahempi. Lähes 55 prosenttia onnettomuuksista, joissa henki menee, tapahtuu maaseutualueilla. Olisi siis jaksettavaa kunnianhimoista kohesiopolitiikkaa niin, että paikallisviranomaiset investoivat infrastruktuurin ja julkiseen liikenteeseen myös teknologia ja ajoneuvojen turvallisuuden kehittäminen on tärkeää. Seuraavana varmasti tulossa ovat nämä automaattiset autonomiset autot, mutta se on vielä tulevaisuutta. Tänä päivänä meidän on rohkaistava erityisesti nuoria kuljettajia ajamaan vastuullisesti. Myös vakuutusyhtiöt on saatava mukaan. Niillä on sopivan välineitä. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki maantieturvallisuus välineet ja tämä strategia, jolla pyritään mm, puolittamaan autonnettomuuden määrät vuotta 2050 on tärkeää että tavoite. Komissio voi meidän, meidän, meidän tukemme luettaa. Kiitos. Thank you very much on behalf of... Kiitos oikein paljon. Sitten QNGL-ryhmän puolesta edustaja Kuntuura, kolme minuuttia. Pollikirja Proedre. Puhemies. Olemme hätätilanteessa ja olemme velkaa uhreille ja muistuttaa joka kerta myös täällä Euroopan parlamentissa, että tieliikenneturvallisuus on ykkösprioriteetti. 500 ihmistä kuolee Euroopassa joka viikko, vaikka meillä on turvallisimmat maantiet koko maailmassa. Vähän niin kuin kaksi lentoonnettomuutta Euroopassa joka viikko. Ja tämä tarkoittaa jo, jo pienen, pienen koosta kylää, joiden väki menehtyy joka vuosi yhteiskunta kokonaisuudessaan ja mediakaan ei tunnu kovinkaan kiinnostunut tähän asiaan puuttumaan. Meidän pitää täällä kuitenkin jotakin tehdä, vaikkakaan ei voi lopettaa inhimillisiä virheitä. Voimme ainakin yrittää vähentää onnettomuuksien määrää ja pyrkiä nolla kuolemantapauksiin. Tarvitaan tekoja sanojen lisäksi kuulen muista ryhmistä, että nekin haluavat kunnianhimoista politiikkaa, mutta ovatko he todella vilpittömiä? Minkä takia he eivät sitten puolusta meidän vaatimustamme päätöslauselmasta, joka voitaisiin esittää tässä kolmannessa ministeritason liikenneturvallisuuskonferenssissa Tukholmassa. He voisivat saada jotakin aikaan tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä ja osoittaa, että ottavat asian vakavissaan. Euroopan parlamentin pitäisi olla ottaa johtorooli tietoturvallisuuskysymyksessä. ensimmäisessä vaiheena ehdottaisit muuttaa sitä kantaani toisissa ryhmissä ja tukisitte sitä, että tueta, hyväksytään päätöslauselma, johon liittyy erityisiä tarkkoja ehdotuksia, joilla pyritään vähentämään kuolemaan johtavia onnettomuuksia ja vakavia loukkaantumisia vuoteen 30 mennessä ja päästäisiin vuoteen 50 mennessä nolla kuolemantapauksiin. Seuraavan rahoituskehyksen yhteydessä meidän täytyy saada aikaan poliitikkoja, jotka ovat osoittaneet pystyvänsä positiivisiin tuloksiin. Myös on tärkeää vähentää epätasa-arvoa jäsenvaltioiden kesken. Siellä onkin paljon parannettavaa esimerkiksi omassa maassani Kreikassa. otetaan huomioon tai käytetään hyväksi uutta teknologiaa autoteollisuudessa, mitä tulee turvallisuusvaatimuksiin ja sama, samaan voidaan pyrkiä myös vanhempien ajoneuvojen kohdalla. Sitten tarvitaan sääntelypuitteet myös automaattisille ajoneuvoille. Meidän pitää parantaa sitä, miten soveltaa tiet, tieturvallisuusasetuksen toteuttamista rajat ylittävästi. Komissaari Valle on kaksi kertaa liikennevaliokunnassa on todennut sitoumuksensa asialle ja niin hän teki tänäänkin täällä parlamentissa. Hän haluaa toimia aktiivisesti, jotta Euroopan teistä saadaan turvallisempia ja kiitänkin häntä tästä lämpimästi. Täällä parlamentissa sen takia meidän täytyy selventää omat painopistealueemme ja tehdä yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kanssa niin, että seuraavina vuosina saamme aikaan pohjan onnistuneelle kunnianhimoiselle strategialle ja puitteille, joka johtaa siihen, että voidaan puolittaa vakautonnettomuudet ja kuolemaan johtavat onnettomuudet Euroopan teillä. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja kaksi minuuttia. No, merci. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä puheenvuorostanne. Viime kesäkuussa hyväksyttyyn strategian tarkoituksena on puolittaa vakavasti vahingoittuneiden ja kuolleiden määrä maantieillä Euroopassa. Tämä on hieno tavoite. Inhimillisesti me tietenkin kaikki tiedämme, ympärillämme onnettomia tapauksia, perheitä, jotka ovat tuhoutuneet maantie turvallisuusongelmien takia. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, uskon, että on tehtävä tiettyjä päätöksiä. Komissio toivottavasti tarkastelee uudelleen eh, tätä ajokorttitilannetta. Tarvitaan varmasti myös rajat ylittävää yhteistyötä, erityisesti silloin, kun ajokortti on otettu pois on myös uudistettava suosituksia koskien ajon nopeuksia alkoholin ja huumeiden kautta tai muita. Nämä ovat kaikki tärkeitä reittejä. Toivon, että pohditte niitä, jotta päästäisiin konkreettisiin tuloksiin ja voitaisiin parantaa kokonaisvaltaisesti maantieturvallisuutta Euroopassa. Jos tarkkaan katsotaan, viime vuosina on tapahtunut liikenneturvallisuuden puolella tietynlaista stagnaatiota. Se on harmi. Ensin tapahtui parannusta monia vuosia, mutta nyt on tilanne jämähtänyt. Näin ei voi enää jatkua. Meillä on nyt vahva tavoite kuolemantapauksien ja vammautuneiden vähentämiseksi. On mentävä myös pidemmälle hyvien käytänteiden osalta jäsenvaltioissa yhdessä. Se pohdittava oikeita kysymykset. Tietenkään infrastruktuurit eivät ole samanlaisia kaikkialla. Se on tunnustettava, mutta on myös täytäntöön pantava tietyissä jäsenvaltioissa tiettyjä toimia, joita voitaisiin parantaa. Maantieturvallisuutta ja tilastoja on liikaa. Eroja erottavat hyvin suuria maantieturvallisuudesta eri, eri jäsenvaltioiden välillä. Todella, hyvä rouva komissaari, toivon, että voimme tehdä enemmän työtä tässä ja että yhdessä voisimme laatia suosituksia jäsenvaltiokohtaisesti, jotta hyvät käytänteet toteutuisivat kaikkialla, jotta voisimme parantaa maantieturvallisuustilannetta kaikkialla Euroopassa. Kiitoksia. Merci beaucoup. Next speaker. Kiitos oikein paljon. Ja seuraava puhuja puolitoista minuuttia, edustaja Maldonado Lopez. Buenas tardes, gracias. Hyvää iltapäivää, kiitoksia puhemies. Kiitän teitä komissaari, jotta parlamentissakin käydään tällaista näin tärkeää keskustelua. Mielestäni monta kertaa puhutaan monista eri aiheista. Turvallisuudesta se on todellakin hyvin tärkeä kysymys ajatellen ihmisten arkipäivää myös kansalaisten kohdalla, niin kuin komissaari sanoi, yli 25 000 ihmistä menettää henkensä Euroopan teillä vuosittain. Espanjassa esimerkiksi noin 71 prosenttia onnettomuuksista johtuu ihmisten virheistä, ja tähän meidän pitää keskittyä täysillä Euroopan parlamentissa, komissiossa ja myös neuvostossa. Meidän pitää yhdistää voimamme Euroopassa ja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Uudet teknologiat, niillä tulee olemaan ratkaisevan tärkeä rooli jatkossa. Meidän pitää ottaa huomioon, että nyt jo luodaan uusia äh, autonomisia ajoneuvomalleja. Ihminen virhe on usein ratkaisussa roolissa onnettomuuksia. Meidän pitää vähentää, vähentää sitä, mikäli vain mahdollista, pitää toimia älykkäästi ja käyttää uutta teknologiaa, kuten esimerkiksi tekoälyä, jotta inhimillisen virheen riski vähenee liikenteessä. Puhutaan tässä on kyseessä monen ihmisen henki ja mielestäni meidän pitää käyttää myös digitalisaatiota, jotta pystymme tätä kautta vähentämään kuolleisuutta, joka on suurta. Uskon, että tämä on tällainen haaste sisämarkkinoille. Meidän täytyy mielestäni pystyä esimerkiksi luomaan ja takaamaan oikeudellinen varmuus, lisäämään innovointia uusiin teknologioihin ja auttaa myös kuluttajia käyttämään näitä uusia mahdollisuuksia. Uskon, että digitalisaatio on hyvä tilaisuus sille, että tieturvallisuus tulee uusi haaste ja voidaan ja jota kannattaa käsitellä siis komissiossa myös. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja puolitoista minuuttia, edustaja Jambatski. Kiitoksia, puhemies. Tänään me voimme nähdä enemmän ihmisiä täällä salissa kuin yleensä. Onnittelut siitä. Hyvä komission jäsen, voin puhua tästä aiheesta perustuen henkilökohtaisiin kokemuksiin. Monille ihmisille tämä aihe kuulostaa oudolta. Tieturvallisuudessa ei ole kyse pelkästään siitä, että laittaa turvavyön kiinni eikä käytä kännykkää ajaessa. Me tarvitsemme ennaltaehkäiseviä toimia. Tieturvallisuus on kuljettajan ja kaikkien tienkäyttäjien vastuulla. Maassani Bulgariassa yli 682 ihmistä kuoli onnettomuuksissa ja tämä on varmaankin aliarvioitu luku. Nämä ovat vain suoria uhreja, kuolonuhreja, eikä ihmisiä, jotka loukkaantuivat ja joiden elämä muuttui sen takia. Minun maani menetti enemmän ihmisiä tieliikenneonnettomuuksissa kuin maat, joissa on konflikteja. Tätä ei voida hyväksyä. Siksi tieliikenneturvallisuus on tärkeämpi asia kuin monet muut aiheet, joista keskustelemme täällä parlamentissa, kuten esimerkiksi kurkukäyrät. Meidän on harmonisoitava tiemerkinnät. Ja nämä ovat aiheita, joista meidän on puhuttava. Rovavalajan meillä on paljon työtä tehtävänä. Komission jäsenä olette vastuussa monista näistä kysymyksistä. Keskitytään myös epälogiseen ajatukseen, että rekkojen on palattava rekisteröintimaahan. Muutama minuutti sitten kuulin jotain siitä, että nämä autojen törmäystestit eivät ole sopeutettu ja naisiin. Eivät naiset ole parempia tai huonompia kuljettajia. Me tarvitsemme tiukempia sääntöjä kaikille. Except a blue car. Edustaja Jambaski, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Tuunilta? I just wanted to ask... Halusin vain, halusin vain kysyä, kun viimeksi keskustelimme tästä näitä korkojen käyreyksistä ja muista Euroopan parlamentissa. Olen ollut täällä melkein 11 vuotta, enkä ole koskaan kohdannut tällaisia keskusteluja, joten pohdin, onko tämä joku ecr erikoisuus vai mistä oikein puhutaan? Hyvä kollega. Hyvä kollega, muistuttakaa, äh, muistuttakaa teitä, että viime kaudella äh, täällä äh, salissa me äänestimme Döner-kastikkeiden ainesosista. Muistatteko tämän? Se ei ole tärkeä aihe. Se aihe, josta tänään puhumme, on paljon tärkeämpi. Muistutanpa teitä. Virkistänpä muistianne kurkunkäyristä ja dönereistä ehkäpä olette unohtaneet, mutta tämä ei nyt mitenkään liity tämänpäiväiseen keskusteluun. Thank you very much. The next speaker for... Kiitoksia. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia on edustaja Lukacieska. Pani przewodnicząca, niewątpliwie bezpieczeństwo na drogach jest ważne. Kiitoksia puhemies. Varmastikin liikenneturvallisuus on hyvin tärkeä kysymys yhteiskunnassamme. Miljoonat eurooppalaiset omaavat ajokortin ja käyttävät maanteitä. Paine on kasvanut eurooppalaisilla teillä. Myös infrastruktuuriinvestoinnit ovat lisääntyneet, mutta uhreja on liikaa taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset ovat melkein mahdottomia laskea, joten olen hyvin tyytyväinen siitä, että tieliikenneturvallisuus on yksi Euroopan komission prioriteetteistamme. Luotan vahvasti komission jäsen Valeanin työhön. Tässä ei ole mitään epäilystäkään hänellä. Olen oikein iloinen siitä, että tätä työstetään eri osapuolten kanssa. On muistettava myös, minkä verran uhreja on eri jäsenvaltioissa. Monet kollegat sanoivat, että köyhimmissä maissa, jossa infrastruktuuri on kehittymättömämpää, tapahtuu enemmän autoonnettomuuksia ja uhreja on enemmän. Toivon, että tämä aihe on mukana myös monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tietenkin tarvitaan koulutusta. Ilman koulutusta ja valmennusta esimerkiksi koskien alkoholia ja huumevalistustakin. Ilman näitä ei parhaatkaan ratkaisut auta meitä tätä ongelmaa ratkaisemaan. Työ on aika rankkaa. Toivon, että Euroopan parlamentti voi tässä auttaa ja toivomme, että työ onnistuu hyvin. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Nyt minulla on vain yksi pyyntö puheenjohtajan ulkopuolelta. Edustaja Scholz, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, puhemies. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Euroopan unioni, unionilla on tästä, tällä alalla vielä paljon tehtävänä. Liikenneturvallisuus, liikennekuolemien määrä, uhrien kantamat seuraukset, terveydenhoito, kustannukset. Nämä on synkkä puoli tässä. Me olemme paljon tehneet, mutta paljon vielä tehtävää. Odotan raporttia, joka on sisällöllisesti hyvin perusteltu, joka kuvailee tilanteen eri jäsenvaltioissa. Ei ole mikään salaisuus, että suurin osa onnettomuuksista tapahtuu postkommunistisissa maissa, joissa infrastruktuuri on huono. Pyydän teitä komission jäsen, tässä asiassa ei saa säästää. Jäsenvaltiot tarvitsevat enemmän rahaa äm, pikateille. Via Carpatia esimerkiksi, joka kulkee Romanian läpi paikallisviranomaiset voivat käyttää tätä rahaa hyvin eh, modernisoidakseen teitä siellä, missä eniten onnettomuuksia tapahtuu. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle komission jäsen Valean. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much, uh, Madam President. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, arvostan kovasti teidän mielenkiintoanne aihetta kohtaan kommentteina, niin kuin alussa sanoin, vain yhteistyöllä ja että painostamme tarpeeksi kaikkia sidosryhmiä, joista tietoturvallisuus riippuu, niin tätä kautta saadaan aikaan tuloksia. Te mainitsitte täällä esimerkiksi tavoitteet. tavoitteet. Minäkin sanon, että tavoitteet yksi tavoite umpeutui tänä vuonna ja nyt kysynkin, miksi meillä on tavoitteita, joita emme saavuta. Uskon kuitenkin, että se, että on tavoite, se on hyvä väline, tärkeä instrumentti, kun suunnitellaan politiikkaa, toimintaa ja miten käydään vuoropuhelua sijoitusryhmien kanssa, jotta saadaan konkreettinen näkemys eri alueista ja niiden tulevaisuudesta. Minä puolan sitä, että pidetään kiinni selkeistä tavoitteista. Tämä voi johtaa meitä toiminnassamme ja voimme jatkuvasti viitata niihin ja muistuttaa niistä. Kaikki mainitsivat täällä näitä lukuja ja minä itsekin alussa. Ja sanon ja haluan toistaa, että itse asiassa mitään tällaisia lukuja ei voida hyväksyä. Ja niin kuin sanoittiin, ei sitäkään voida hyväksyä, että totumme tavallaan kuulemaan äh, lukuja kuolemaan johtavista onnettomuuksista. Siksi selkeää toimintaa todellakin tarvitaan ja meidän pitää sitoutua toimintaan. Monet puhuivat haavoittuvaisuudesta, jalankulkijoiden haavoittuvaisuudesta tai muiden liikenteessä kulkijoiden tilanteen. Kun puhutaan siis turvallisuudesta, niin tietenkin kansalaisten silloin täytyy olla toiminnan keskiössä meillä on monia luokkia haavoittuvaisia tienkäyttäjiä, jalankulkijat, mutta tietenkin myös pyöräilijät, moottoripyöräilijät. He ovat todella suuressa vaarassa erityisesti kaupunkialueilla. Ja tarkastelemme myös pakettia urbaanista liikkuvuudesta ja mietimme, miten voidaan parantaa kaupungin sisäistä turvallisuutta. Ongelma on, jonka kaikki tunnemmekin, että miten yhdistää nämä kaikki luokat keskenään. Ja nyt sitten näemme, miten teknologia kehittyy ja on otettu käyttöön uusia liikkuvuusmalleja kaupungeissa. Nähdään uuden tyyppisiä riskejä ja ne ovat monta kertaa vielä suurempia kuin aikaisemmin. Ja meidän pitää puuttua varhaisessa vaiheessa asiaan politiikan kautta, jota otetaan huomioon kaikki nämä uudet tienkäyttäjäluokat, jotka toimivat samalla, samassa tilassa, samalla alueella. Ja koska tästä nyt puhumme, niin Viittaan myös aiheeseen, jonka monet ottivat esille. Teknologia ja digitalisaatio voi auttaa meitä parantamaan tieturvallisuutta. Monet ottivat esille sen seikan, että me pohdimme, tarkastelemme tulevaisuudessa käytettäviä automaattisia ajoneuvoja, tekoälyn käyttöä. Tämä tuo mukanaan myös paljon haasteita, koska pitää tunnustaa, että alkuvaiheessa kaikki nämä ajoneuvot ja infrastruktuurin otto vaatii, että opitaan uudet tavat, että Tämä on myös tavallaan uusi riski tieturvallisuudelle. Tämä on myös tällainen näkökulma, josta asiaa myös lähestymme. Turvallinen järjestelmä lähestymistapa on mielestäni varsin hyvä. Siinä käsitellään kaikkia niitä eri tekijöitä, jotka tekevät tietoturvallisuudesta haasteellista. Monet mainitsivat ajokorttijärjestelyt Vuoteen, vuonna 2022 aion tehdä ehdotuksen asiasta. Sitä puhuttiin nopeudesta. Ajoneuvon nopeus on tietenkin yksi tärkeä elementti. Ja annan tässä vielä yhden luvun teille. On arvioitu ETS, että jos yhdellä kilometrillä vuodessa vähennetään keskiarvo nopeutta EU:ssa, niin sekin vähentäisi 2000 kuolemantapauksia vuodessa. Tämä osoittaa, että nopeus on hyvin tärkeä tekijä. Me tarkastelemme ja analysoimme myös sitä, miten voimme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan toimintaa aikaan. Tiedämme, että vuonna 2017 oli tämä Valetan julkilausuma äh, turvallisuudesta ja liikenneministerit sitoutuvat siihen, että vähennettäisiin äh, nopeusrajoituksia, joten katsotaan nyt sitten, mis, mihin tilanteeseen on päästy jäsenvaltioissa. Hen, hen, räätälöidyt analyysit on tehty valtiotasolla ei varmasti tunnettekin tämän aika hyvin ja meillä varmaan tulee olemaan uusia tilaisuuksia keskustella tästä asiasta esimerkiksi vuosikertomuksen yhteydessä koskien tilastoja. Se tullaan julkaisemaan huhtikuussa. Haluaisin myös teidän edessään sitoutua siihen, että Tukholman konferenssin jälkeen. Niin heti seuraavan päivänä tulee olemaan TRAN-valiokunnassa ja silloin voin jo kertoa teille, mihin Tukholmassa sitouduttiin ja mitkä ovat sitten seuraavat toimenpiteet yhdessä teidän kanssanne, jotta voidaan tätä kautta lisätä turvallisuutta Euroopassa. Ja miksipä ei pyrittäisi olemaan johtajan roolissa suhteessa muihin manner, mantereihin niin, että globaalisti voimme myötä vaikuttaa kaikkialla vakaviin onnettomuuksiin maanteilla liikenneonnettomuuksiin. Kiitoksia tästä keskustelusta. Haluan aina olla käytettävissä, kun keskustellaan tästä tai muusta liikenteen liittyvästä myös jatkossa. Kiitos. Thank you very much, Madam Commissioner. Kiitos oikein paljon, hyvä komission jäsen. Kiitos rohkaisevista sanoistanne. Ja tähän päätän keskustelun. Tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentille hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Jos vastalauseita ei ole, niin sitten äh, lähetän tänään hyväksytyt päätöslauselmat niille henkilöille ja elimille, jotka päätöslauselmissa on mainittu parlamentin istunto keskeytetään. Ja toivotan teille hyvää iltapäivää.